Colleagues, I'm going to make a quick start this morning because we have a very packed agenda. Hyvät kollegat, voimme varmasti aloittaa aamun kokouksen. Meillä on paljon asioita. Jos istutte, niin voimme aloittaa esityslistan hyväksyminen. Meillä on muutamia muutoksia. Näette, että esityslista on hiukan muutettu. Toivottavasti nämä muutokset sopivat kaikille. Esityslista luonnoksen kohta 12 keskustelua varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa lykätty kokouksen, joka pidetään 22. päivä maaliskuuta 17.30. Uusi kohta 13. Komissio esittelee ehdotuksen neuvoston päätökseksi, joka koskee Schengenin sääntöjen täytäntöönpanoa Valitettavasti lyhyt puolituntinen kokous. Tiedän, että tämä on vähän erityistä, epätavallista. Meillä on iltapäivän kokous näin lyhyt ja esittelijä on Nuna Melva. Voimme hyväksyä esityslistan näin, jos ei ole vastalauseita. Kieli, valikoima, kroatia ja kielinkieli puuttuvat tänään valitettavasti ja sitten koordinaattoreiden päätösten hyvä, suositusten hyväksyminen säännön 205 mukaan, esittelijöiden nimeäminen, Mainitsisin myös, että edustaja Griesbeck on valittu uudeksi ALDE-ryhmän koordinaattoriksi. Saadaan tämäkin pöytäkirjoihin. Onnittelut hänelle. Lennars esittelijäksi aiheena, mietinnän aiheena on Schengenin tietojärjestelmän käyttö. Koelio EPPstä mietinnön aiheena jälleen siis järjestelmä, Schengenin tietojärjestelmä ja Koelio vielä uudestaan. Kaksi asiassa mietintä. Sitten Allen Griesbeck, vastavuoroinen tunnustamisaihe Ernst ryhmästä ehdotus parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jossa suojellaan yksityishenkilöitä heidän henkilötietojen käytön yhteydessä. Laudistin asia D-ryhmästä Asetus, joka koskee yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa sähköisessä viestinnässä EPPn Melo ehdotusneuvoston päätökseksi koskien Schengenin akin käyttöä Schengenin tietojärjestelmässä Kroatian tasavallassa. Ja sitten valmistelija Alden edustaja Jesek on nimetty valmistelijaksi vuoden 2018 budjetin osalta – voiko valiokunta tukea näitä suosituksia. Ilmeisesti näin. Kiitos sitten kollegat. Kohta kolme delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset. Kertomus säännöistä, jotka liittyvät asetukseen 98 2013 räjähteiden lähtöaineet. Meillä on aika reagoida joulukuun ensimmäiseen päivään 2017, jos parlamentti ei halua laajentaa toimivaltaa. Artikla 18.1 asetuksessa esittää, että komission on raportoitava parlamentille ja neuvostolle viimeistään toinen päivä syyskuuta 2017 liittyen tämän asetuksen käytön mahdollisiin ongelmiin – ja siihen halutaanko esittää lainsäädäntömuutoksia, jotka edelleen vahvistaisivat ja harmonisoisivat tätä järjestelmää. Tässä on mukana asetuksen soveltamisalan laajentaminen mahdollisesti ammattimaisen käyttämiin, käyttämiin ja muihin lähtöaineisiin, jotka ovat liitteessä kaksi. Artikla 14.2 vaatii komissiota raportoimaan delegoidusta toimivallasta viimeistään yhdeksän kuukautta että ennen kuin viiden vuoden kausi päättyy, eli ensimmäinen kesäkuuta 2017. Ja kohta neljä meillä on tänään kello 12.25 äänestykset, koneäänestykset. Pyydän, että otatte äänestyskorttinne mukaan kohta kolme esityslistalla, muutetulla esityslistalla. Dublin mietintö Cecilia Wikström, lyhyt esittely vain. Kollegat muistavat, että kun yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää lähdettiin uudistamaan, komissio on tehnyt ehdotuksen, jolla muutetaan Dublinin kolme asetusta. Ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron Cecilia Wikströmille, hän voi esitellä lausun mietintöluonnoksensa. Haluaisin vain muistuttaa, että tässä on kyse uudelleen laadinnasta säännön 104 mukaan parlamentin työjärjestyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että muutokset kodifioituihin osiin – Eli valkoisin osin voidaan esittää vain poikkeustilanteissa, niin pitää olla hyvät selitykset, muuten niitä ei oteta käsittelyyn. Tämä oli lyhyt kuiva tekninen kommentti tähän tärkeään mietintöön. Nyt antaisin Cecilia Wikströmille mahdollisuuden esitellä mietintöluonnoksensa. Cecilia. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Varmasti olemme samaa mieltä kaikki siitä, että viimeisen kahden vuoden aikana – Olemme nähneet, miten Dublinin järjestelmä on täydellisesti romahtanut. Se ei ole koskaan toiminutkaan suunnitellusti. Nykyinen järjestelmä aiheuttaa kohtuutonta painetta eturintamassa oleville jäsenvaltioille. Sen monimutkaiset säännöt kannustavat hakijoita välttävät rekisteröintiä silloin, kun he tulevat EUn alueelle. Syntyy myös riippuvuutta salakuljettajista ja jäsenvaltiot eivät rekisteröi mahdollisia hakijoita vain sen takia, että he pelkäävät, että joutuvat näin vastuuseen hakemuksen käsittelystä myöhemmin. Komission uusittu ehdotus tarjoaa meille mahdollisuuden pohtia uudelleen näitä systemaattisia, systeemisiä vikoja Dublinin järjestelmässä. Minusta on mahdollista saada aikaiseksi vankalla pohjalla oleva turvapaikkajärjestelmä Eurooppaan, mutta se vaatii sitä, että me kaikki olemme riittävän rohkeita. Pyrimme uusiin ratkaisuihin ja kaivaudumme pois näistä poteroistamme. Selvää on kuitenkin oltava sen, että vesitettyjen kompromissien aika, kompromissien, äh, kompromissiin pyrkimisen näkökulmasta on mennyttä elämää tämä aika on jo ohi. Eli nyt täytyy asiat saada kuntoon. Neljä seikkaa on tässä mietinnössä keskeisellä sijalla. Ensinnäkin jokaisen jäsenvaltion täytyy osallistua järjestelmään. Turvapaikanhakijoiden vastaanotto ei voi jäädä vain muutaman jäsenvaltion vastuulle. Toiseksi ulkorajojen hallinnointi asianmukaisesti täytyy palauttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että eturintaman jäsenvaltioiden on rekisteröitävä jokainen hakija ja hallinnoitava ja suojeltava ulkorajaa unionissa asianmukaisesti. Kolmanneksi, toissijaiset liikkeet hakijoiden suhteen on lopetettava. On varmistettava, että ei ole mitään määräpään vapaata valintaoikeutta ja oikeudellisen statuksen saaminen on pysytellä virallisessa järjestelmässä. Järjestelmän porsaan reijät on poistettava. Ja lopuksi järjestelmän on saatava hakijoiden luottamus taakseen. Tarjotaan parempaa tiedotusta hyvin varhaisessa vaiheessa. On oltava myös oikeussuojakeinoja. Heikossa asemassa oleville ja alaikäisille on tarjottava suojaa ja on oltava myös nopea menettely. Nämä ovat keskeisiä seikkoja. Nyt palaisin konkreettisiin ehdotuksiin omassa mietinnössäni. Ensinnäkin puhutaan solidaarisuudesta ja allokaatiojakomekanismista. Jotkut jäsenvaltiot edelleenkin ja ovat selittäneet useiseen otteeseen, että pitäisivät parempana ad hoc toimia, jotka neuvosto päättäisi, eikä olisi tällaista sitovaa uudelleenjakojärjestelmään, sisäisten siirtojen järjestelmään. Tämä ei tulisi koskaan toimimaan, olen sitä vakuuttunut. Tämähän on viime vuosien epäonnistunutta politiikkaa juurikin. Meillä on tilapäisen suojelun direktiivi, varhaisen varoituksen mekanismi nykyisessä Dublinin asetuksessa, niitä ei koskaan käytetty eh, vuoden 2015 kriisin aikana. Sen sijaan, sen sijaan olemme kokeneet erilaisia hätäpäätöksiä uudelleensijoituksista, sisäisistä siirroista, vaikkakin edes sitä pientä osaa sisäisiä siirtoja ei ole onnistettu jäsenvaltioissa toteuttamaan. Ad hoc-päätökset käynnistyivät neuvostosta ja ne on tuomittu epäonnistumaan myös jatkossa. Meidän pitäisi ottaa oppia menneestä. Ja sitten kun seuraava kriisi kohtaan, meillä olisi uusi Dublinin järjestelmä, joka taas romahtaisi. Hyvät kollegat, Pelkäänpä, että Schengenin järjestelmäkään ei selviydy, jos me sallimme tämän menon jatkua. Ja tämä on todella vakava paikka. Nyt tarvitaan käytännön läheistä automaattista ja sitovaa mekanismia hakijoiden sisäisten siirtojen toteuttamiseksi näistä eturintaman jäsenvaltioista. Meidän on oltava oppia päätösten puutteista vuodelta 2015, jotta voimme saada sellaisen järjestelmän, joka todella toimii. Ehdotan, että pohjaamme ehdotuksemme komission ehdotuksille sisäisistä siirroista, mutta työstämme niitä edelleen. Poistan tämän menettelyn, joka edeltää Dublinin sopimuksen soveltamista, koska siitä aiheutuu kohtuuton taakka näille eturintaman jäsenvaltioille. Ehdotan, että otettaisiin käyttöön yksinkertaistettu perheen yhdistämismekanismi. Tämä mahdollistaisi perheille nopeammat mahdollisuudet perheen yhdistämiseen, ei tarvittaisi monimutkaisia jäsenvaltioiden välisiä menettelyitä. Nehän ovat estäneet perheen yhdistämistä tähän mennessä huomattavalla tavalla. Ehdotan myös kevyempää yhteensovittamismekanismia ja näin hakijat voisivat pyytää jäsenvaltiota kantamaan vastuuta kantamaan vastuuta hakemuksesta silloinkin, kun jäsenvaltiolla ei ole tiukasti tulkittuna velvollisuutta tähän. Päätös siitä, hyväksytäänkö hakemus vai ei, olisi täysin jäsenvaltion kontolla, mutta hakija voi antaa perusteluita esimerkiksi siitä, että hänellä on ystäviä tai laajemman perheen jäseniä kyseisessä maassa tai hänellä on jonkinlaisia yhteyksiä vaikkapa kielen osaamisen, kulttuurin osaamisen pohjalta ja niin edelleen. Artikla 19 käsittelee näitä harkinnan alaisia kysymyksiä. Perusteluna olisi se, että jos jäsenvaltiot tietäisivät, että ne saavat tietyn määrän hakemuksia joka tapauksessa tämän korjausmekanismin poistolta, niin sitten ne hakemukset, joissa erityisesti on ilmaistu halu tulla kyseiseen maahan, voitaisiin ottaa ikään kuin erikseen eh, niiden lisäksi, jotka mekaanisesti tässä järjestelmässä tulisivat niiden käsiteltäväksi. Ja hakijat voisivat myös rekisteröityä ryhminä silloin, kun he tulevat EU-hun ja heidät siirrettäisiin näin yhdessä. Tämä ei tarkoita kuitenkaan oikeutta valita tiettyä jäsenvaltiota, vaan sisäinen siirto tapahtuisi ryhmän tai yhdessä matkustaneiden henkilöiden kesken ryhmänä. Näin vältettäisi se, että ihmisryhmät jouduttaisiin hajottamaan silloin, kun he ovat pitkään yhdessä matkustaneet. Myös toissijaisten liikkeiden riski pienenisi ja hallinnolliset menettelyt helpottuisivat jäsenvaltioissa esimerkiksi niin, että rajoitettaisiin tarvetta monille käännöksille ja tulkauksille. Ehdotan myös, että olisi siirtymäkauden järjestely. Tässä jako avaimessa. Ne jäsenvaltiot, joilla on vähän kokemusta turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta, saisivat ensimmäisen viiden vuoden aikana pienemmän osuuden, jotta ne sitten kykenisivät ottamaan käyttöön laitoksia, kouluttamaan henkilökuntaa ja niin edelleen. Eli ne jäsenvaltiot, jotka ovat jo ottaneet vastaan aiemminkin turvapaikanhakijoita, jatkaisivat eh, ja sitten eh, niiden taakka vaihe vaiheelta pienenisi. Ja näin jäsenvaltiot, jotka eivät ole olleet niinkään innokkaita osallistumaan, voisivat helpommin omaksua tämän yhteisen järjestelmän. Ja lopuksi ehdotan vahvaa sidettä sisäisten siirtojen ja toisaalta ulkorajojen suojelun välillä. Tällainen yhteys täytyy luoda. Lukuisat jäsenvaltiot ovat huolissaan siitä, että tämä korjausmekanismi johtaa siihen, että eturintamajäsenvaltiot eivät enää niinkään huolehdi ulkorajojen suojelemisesta ja hallinnoinnista. Minä en ole tästä argumentista niinkään vakuuttunut. Meillä kaikilla on vastuu pyrkiä kompromisseihin ja siihen minä itse tässä pyrin. Sen takia ehdotan, että meillä olisi tällainen hätäjarru, joka mahdollistaisi sen, että korjausmekanismin soveltaminen keskeytettäisiin niissä jäsenvaltioissa, jos ulkorajojen suojaaminen ei onnistuisi eikä myöskään pystytä Eurodakkiin rekisteröimään tulijoita. Opt-outin sijaan näissä sisäisissä siirroissa, jota komissio nyt ehdottaa, tässähän on tämä maksu. Minä olen sen poistanut. Minun mielestäni EUn rakennerahastojen rakennerahastoihin pääsy tulisi olla tässä ehtona silloin, kun solidarisuustoimia toteutetaan, erityisesti tätä sisäisen siirron mekanismia toteutetaan. Kun ajatellaan maahanmuuttoa, niin en usko, että mitään näitä hätämekanismia käytännössä tarvitsisi koskaan käyttää silloin, kun meillä on yhdessä rakennettu todellinen toimiva järjestelmä. No sitten nämä toissijaiset liikkeet. Jos hakija ei ole eh, Eurodakin rekisteröitynyt, niin on lähestulkoon mahdotonta palauttaa henkilöä mihinkään muuhun jäsenvaltioon nykyisten Dublinin sääntöjen perusteella. Tuloksena on se, että se maa, jonka kautta henkilö on matkustanut, lähes automaattisesti on vastuussa hakijasta. Ja oikeastaan hakija voi sitten vapaasti valita kohdemaansa. Tämä on nykyinen tilanne ja monet jäsenvaltiot eivät ole halunneet ovat vältelleet rekisteröintiä, koska kokevat, että todennäköisesti näin ne ovat vastuussa hakemuksesta. Tämän muutan täysin. Hakija, joka ilmaantuu jäsenvaltion, vaikkapa Itävaltaan, silloin viranomaiset voivat helposti määritellä, että eihän hakija millään laskuvarjolla tullut Itävaltaan, vaan tuli EU-hun, EUn alueelle toisen jäsenvaltion kautta. Siinä tapauksessa, että ensimmäistä jäsenvaltiota ei voida määritellä, eli näinhän tässä tapauksessa olisi, niin Itävalta voisi minun ehdotuksessani sijoittaa hakijan tähän sisäisten siirtojen järjestelmään ja henkilö siirrettäisiin toisaalle. Ja näin ei tarvitsisi tätä vastuuta kantaa, joka tänään on siis järjestelmä. Tämä muutos ja muut muutokset, jotka jo mainitsin, tarkoittaisivat sitä, että rekisteröinti haluttomuus katoaisi. Hakijalle on selkeää, että jos muuttaa tiettyyn maahan, niin ei ole mahdollisuutta jäädä kyseiseen maahan, vaan automaattisesti palautetaan toiseen maahan, jossa hakemusta arvioidaan. Ja viranomaisillekin tämä on selkeää. Rekisteröinti ei tarkoita sitä, että tulee vastuulliseksi hakemuksen käsittelystä. Hakijalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pysyä siinä jäsenvaltiossa, joka on vastuullinen käsittelemään hakemuksen ja kunnioittaa näitä menettelyjä. Tämä voi kuulostaa hieman tylyltä, mutta minusta se on ainoa tapa välttää se, että hakijat katoavat ikään kuin tutkasta ja sitten altistuvat näille häikäilemättömille salakuljettajille ja kokevat kaikenlaista väärinkäyttöä. Jotta kunnioitusta ja luottamusta rakennetaan, niin meidän täytyy saada ennakoitavissa oleva järjestelmällinen järjestelmä niin, että ihmiset kokevat olonsa turvalliseksi. Yksi kaikista vaikeimmista kysymyksistä tässä ehdotuksessa on se, että miten käsitellään yksimatkustavia alaikäisiä hakijoita tässä sisäisten siirtojen järjestelmässä. Me kaikki haluamme sellaisen järjestelmän, joka on mahdollisimman hyvä alaikäisille. Suoraan sanottuna haluan korostaa sitä, että Meillä ei ole mitään täydellistä ratkaisua tähän ongelmaan. Alaikäisille sen myöntäminen, että aina käsiteltäisiin heidän hakemuksensa silloin, missä he ovat paikalla. Tämä olisi kannustin salakuljettajille ja myös vaara toissijaisten siirtymisten osalta. Tässä on myös hyvin suuri vaara väärinkäytöksistä hyväksikäytöstä. Emme voi jatkaa niin, että tuhannet eh, maahanmuuttajalapset katoavat joka vuosi. Näinhän on tämänhetkinen tilanne. Olen vakuuttunut siitä, että alaikäisten etujen mukaista olisi se, että heille tarjotaan suojaa sosiaaliviranomaisten toimesta. He saisivat asianmukaista hoitoa mahdollisimman pikaisesti jos he kokevat olonsa turvalliseksi, niin he eivät ota sitä vaaraa, että lähtevät sitten turvautumaan salakuljettajan apuun tai muiden hyväksikäyttäjien apuun. Tämä vastuu meidän on kannettava. Sen takia ehdotan järjestelmää, jossa on monia menettelytapaan liittyviä ja myös itse sisältökysymyksiin liittyviä takeita alaikäisten, erityisesti yksimatkustajan alaikäisten suhteen hyvin nopeasti täytyy määritellä huoltaja. On käytettävä monialaisia tiimejä, kun määritellään näiden lasten alaikäisten etuja. Tarvitaan erityistä koulutusta ja turvapaikkamenettely täytyy nopeasti käynnistää jäsenvaltioissa, jossa he voivat saada turvallisen, vakaan ympäristön. Tämä on yksi keskeisistä elementeistä. Olen kuunnellut myös kansalaisjärjestöjen näkemyksiä, jotka tekevät työtään tällä alalla. Tehtävä on vaikea, mutta tämä on paras ratkaisu, mihin voimme yhdessä päästä. Huono puoli on se, että alaikäisiä joudutaan siirtämään ja heillä ei ole vaihtoehtoja valita määränpäätään. Tämä vaatii myös sitä, että joka ikinen jäsenvaltio tarjoaa hyvälaatuisia vastaanotto mahdollisuuksia alaikäisille. Jos järjestelmä sitten toimisi käytännössä, niin se tarvitsisi totta kai ymmärrystä ja kunnioitusta myös hakijoiden taholta, ja tämä on aivan oleellista. Tarvitaan parempaa tiedotusta, oikeussuojakeinoja, jotka toimivat, sekä myös oikeusapua hakijoille. Nämä ovat kaikki investointia pitkällä aikavälillä ne korvaavat itsensä takaisin nopeasti, jos voimme välttää toissijaista liikkumista, äh, vetoomuksia, muutoksenhakua ja äh, näitä pakollisia siirtoja sen sijaan, että tämä tapahtuisi vapaaehtoisesti. Nyt voin käydä lävitse vain joitakin pääkohtia ehdotuksessa, mutta niin kuin olette nähneet, hanke ja ehdotus on hyvin kunnianhimoinen. Katson kuitenkin vakaasti, että tämä on realistinen ehdotus, joka toimisi käytännössä todellisessa maailmassa. Loppuun haluan vielä kiittää varjoesittelijöitä, joka ikistä varjoesittelijää. Haluan kiittää myös parlamentin ja komissiohenkilökuntaa sekä kaikkia kansalaisjärjestöjä, kansainvälisiä toimijoita, jäsenvaltioiden edustajia, jotka ovat antaneet oman panoksensa mietintöön. Nyt meillä on historiallinen mahdollisuus luoda oikeudenmukainen, tehokas häiriöitä sietävä järjestelmä, joka heijastelee todellisuutta. Nyt täytyy tarttua tilaisuuteen ja toteuttaa tämä hanke. Kiitos mielellään, kuuntelen kommenttianne. Thank you very much, Cecilia. Kiitos oikein paljon. Cecilia, tämä on todella tärkeä aihe. Erityiskiitokset siitä, että useimmat varjoesittelijät ovat paikalla, vaikka viime hetkellä muutimme esityslistaa. Kiitos kaikille, että olette täällä. Meillä on riittävästi aikaa puolen asti, mutta ymmärrän, että lähes kaikki haluavat puhua, joten pyydän silti, että te puhun liian pitkään, jos se vain on mahdollista, mutta varjoesittelee tietenkin vähän enemmän aikaa. EPPn varjoesittelee Mussolini, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa ensimmäiseksi, että hyvä mietintö, jonka olemme esittelijältä saaneet tässä hyvin vaikeassa herkkäluntoisessa aiheessa. Miksi näin? Monet tarkistukset ja uutuudet, jotka tässä on otettu käyttöön, menevät suuremman joustavuuden suuntaan Dublinin järjestelmässä. Sitähän suurin osa jäsenvaltioista on penännyt. Näin tarjoamme enemmän solidaarisuutta ja myös vastuullisuutta siitä, että kaikki jäsenvaltiot joutuvat tässä vaikeassa tilanteessa näin toimimaan. Nämä mekanismit, jotka otetaan käyttöön tietyissä jäsenvaltioissa, menevät juuri tähän suuntaan. Haluaisin ennen kaikkea korostaa myönteisiä seikkoja. Siinä, mitä nyt esittelijä Wikström sanoi, ja pohjautuen siihen tekstiin ehdotukseen, jonka komissio on tehnyt. Ensinnäkin esittelijä hylkää tämän käsittelyn ottamisen käsittely. Minusta tämä on myönteistä. Silloin kun kevennetään näitä hyvin byrokraattisia menettelyitä jäsenvaltiossa, niin Paradoksaalista on se, että näin saamme parempaa turvallisuutta ja myös nopeuttamista silloin, kun kyse on Dublinin kriteerien integroinnista. Eli tämä on äärimmäisen myönteinen seikka. Kun ajatellaan tätä korjausmekanismin aktivointikynnystä, se on 100 prosenttia, ja siinäkin huomioidaan ne vakavat paineet, joita eturintaman maissa on sitten myös tämä stop-vaihe määrittelee hyvin selkeästi sen, milloin kynnys on vastassa. Eli nämä ovat hyvin selkeät säännöt. No sitten tämä kevyt versio perheen yhdintämisestä on myönteinen, hyvin myönteinen seikka. Miksi näin? Se pyrkii osallistamiseen, integraation ja myös joustavoittaa järjestelmää hakijoiden näkökulmasta. Eli Kyse on siitä, että välittömästi otetaan huomioon ilmoitus siitä, kun hakija sanoo, että hänellä on perheenjäseniä toisessa jäsenvaltiossa ja tästä sitten todisteet annetaan. Eli tässäkin on siis kevennys ja yhtenäistäminen kyseessä. Rekisteröinti, niin kuin todettiin, tarkoittaa sitä, että olisi mahdollisuus myös toimia ryhmänä Eli saman kielen, saman kulttuurialueen ryhmä voi tässä esittää hakemukset ja tämä joustavoittaisi järjestelmää, äh, sulavoittaisi järjestelmän toimintaa ja tämäkin on äärimmäisen myönteinen seikka. Esittelijä totesi, että tämä satunnaisempi järjestelmä voi vaikuttaa mm, hieman tylyltä, mutta minun mielestäni tämä nimenomaan johtaa solidaarisuuteen. Eli yhdessä tunnustamme sen, että eri jäsenvaltiot osallistuvat tämän Dublinin asetuksen mukaiseen käsittelyyn. No sitten alaikäiset. Tämä on aivan erityisen painava aihe mielestäni. Minun kantani liittyy siihen tuomioon, jonka olemme saaneet EU-tuomioistuimesta, ja jossa todetaan, että alaikäisten suhteen täytyy toteuttaa vähemmän siirtoja. Mitä vähemmän siirtoja, niin sen parempi. Mehän olemme laatineet päätöslauselmia, olemme keskustelleet asiasta, mutta alaikäiset lapset katoavat. He ovat vain numeroita ja tapana on, että he sitten katoavat ikään kuin jonnekin järjestäytyneen rikollisuuden verkostoihin. Se, että alaikäiset sisällytettäisiin tähän automaattiseen verkostoon, eikä olisi mitään vaihtoehtoja. Tämä voisi olla todella todellinen harkitsemisen, pohtimisen paikka. On hyvä se, että täytyy nimittää tällainen huoltaja, ähm, henkilö, joka on vastuussa henkilöstä. Ja silloin kun määritellään, mikä jäsenvaltio tästä tilanteesta on vastuussa. Eli tässä tarvitaan myös erikoistumista. Huoltajasta saattaa, huoltaja saattaa olla oikeastaan kuka tahansa, eli tässä täytyy olla tarkempi määrittely, kuka huoltajana voi toimia. Kun korjaamme tätä esittelijän mietintöä, ne ovat merkittäviä seikkoja ja uskon, että voimme tätä kautta myös saada suurempaa solidaarisuutta turvallisuutta ja vakautta. Kiitos. Kiitos oikein paljon SED-ryhmän nimissä Elislain. Grazie. <clears throat> Grazie Presidente. Anzitutto... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Cecilia kovasti aivan niin kuin muut varjoesittelijät hänen tekemästään työstä tähän mennessä. Työ on hyvin monimutkaista tässä hyvin arkaluontoisessa aiheessa. Nyt kyse on neljännestä päivityksestä nyt kerta kaikkiaan täytyy päästä tästä tekopyhyydestä eroon, joka alun perin vallitsi. Jäsen äh, valtiot, jotka ovat tässä hyvin äh, tiukassa tilanteessa, niitä täytyy auttaa. Äh, me olemme aina sanoneet, että järjestelmä on liian heikko. Se on kirjattu niin, että sillä on rauhoiteltu tiettyjä jäsenvaltioita näistä toissijaisista siirtymistä ja niiden poistamisesta, ja se on johtanut nykyjärjestelmän vääristymiseen. Kollega Wikström korosti useita seikkoja. Meillä on kyllä vielä jatkopohdinnankin tarvetta. Ensinnäkin todellinen ongelma on se, että kun me keskustelemme komission ehdotuksesta, niin neuvosto ei edes keskustele komission ehdotuksesta. Neuvosto tutkii ihmeellisiä ratkaisuja, jotta voidaan välttää kaikki solidaarisuuden tarpeet. Ja nimenomaan vedotaan jäsenvaltioiden vapaaehtoisuuteen ja sitten estetään parlamentin työtä. No sitten esittelijän ehdotuksista haluaisin korostaa aivan niin kuin kollega Mussolini tiettyjä seikkoja aivan erityisesti. Ensinnäkin se, miten käsittely tapahtuu. Cecilia tietää, mitkä ovat meidän näkemyksemme tässä kohdassa kun tällaiset systemaattiset tarkastukset otetaan käyttöön, niin kyseessä ei ole ennakointi hakemuksen käsittelyn suhteen silloin, kun määritellään, mikä jäsenvaltio on vastuussa, mutta vaarana on se, että syntyy jonkinlainen filtteri suodatin ikään kuin pääsylle. Ja tässä sitten jäsenvaltiolle jää melkomoinen harkinnan vara kun ajatellaan, mikä on turvallinen kolmas maa, ja tätä me haluamme välttää. Olen tyytyväinen, että kollega Wikström on poistanut tämän kohdan tekstissä. Olen hänen kanssaan pitkälti samaa mieltä siitä, että täytyy ennen kaikkea huomioida perheenyhdistämisen kriteerit. Tämä on oleellista, ennen kaikkea silloin, kun kyse on alaikäisistä lapsista. Ihmiset tulisi siirtää välittömästi silloin, kun tiedetään, että perheenjäseniä toisessa on, ja tämä maa sitten tekee tarvittavat tarkastukset. Olisi hyvä laajentaa vielä enemmän äh, perheen käsitettä verrattuna tähän puitteistoon, jonka me tunnemme. No sitten sisäiset siirret pysyvästi ja automaattisesti. Tätä me olemme vaatineet myös mm, Metsola Kenge-mietinnön yhteydessä. Eli tässä Euroopan tasolla vastuuta keskitettäisiin. Komission kriteeri oli liian matemaattinen ja abstrakti, eli 100 prosenttia, sitten kun kriisi on jo käynnissä. Eli tässä ehdotetaan tämän kynnyksen alentamista 100 prosenttiin ja on hyvin älykäs ratkaisu alentaa kynnystä. Näin nämä eturintaman maat voisivat sitten saada vastaanottokapasiteetin hyväksyttävälle tasolle. Kaikki ovat sanoneet, että tämä järjestelmä on jos se olisi liian pakollinen, niin se ei toimisi koskaan. Eli täytyy olla keskinäistä tunnustamasta turvapaikanhakijoiden ja jäsenvaltioiden välillä. Eli pitäisi olla parempi tapa toimia niin, että annetaan selkeät näkymät niille henkilöille, jotka tulevat, selkeät näkymät tulevaisuudestaan. Eivät he mitään muuta pyydä. Tarvitaan yksinkertaisia menettelyjä, nopeita käsittelyaikoja turvapaikan suhteen. No sitten nämä toissijaiset siirtymät, siirtymiset, liikkeet Äh, tämä olisi pitänyt hoitaa jo Kellerin äh, päätöslauselmassa 2015, eli mahdollisimman nopeasti huomioitaisiin preferenssit, joita hakijat esittävät toisten maiden suhteen. Olen tyytyväinen, että Cecilia on tiettyjä seikkoja ottanut huomioon. Me yhdessä arvioimme näitä ja katsoimme, mikä voisi olla paras järjestelmä. No sitten tämä harkinta, lauseke. Minä sisällyttäisin senkin, että haluamme oikeusvarmuutta. Tiedotus, se, että on määriteltävä huoltaja alaikäiselle, hyvä, että myös nämä sanktiot poistettaisiin, koska eihän se ole toissijaisten siirtymien estämisessä toimiva ratkaisu. Ja tämän osoittaa nykytilanne. Sitten se, että tietosuojaa vahvistettaisiin, sekin on hyvä ehdotus. Ja lopuksi haluaisin todeta seikat, jotka eivät niinkään vakuuta minua tässä ehdotuksessa. Ensinnäkin nämä siirtymäkaudet. Siirtymäkaudet niille maille, jotka eivät ole niin tottuneita vastaanottamaan 20 vuotta olemme puhuneet eurooppalaisesta yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä, eli kyllä on ollut riittävästi aikaa päästä harmonisointiin ja siihen, että on asianmukaiset struktuurit, vastaanotolosuhteet. Minua huolestuttaa ajatus myös tästä hätäjarrusta, kun katsotaan, miten nyt neuvosto pyrkii löytämään kaikki perustelut, jolla estetään solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken, jotka sitä kuitenkin tarvitsevat. Eli meillä on vakava vastuu tästä uudistuksesta. Kyse on myös unionin uskottavuudesta ja unionin tulevaisuudesta, eli mitä onnistumme tekemään. Meidän täytyy saada turvapaikkajärjestelmä, jossa osoitetaan solidaarisuutta ja vastuunjakoa. Me emme tätä keksi, vaan se on jo perussopimuksen artikloihin kirjattu. Kiitos. Thank you. The East. Kiitos. ECRn ryhmän nimissä Dalton. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Cecilia tästä mietintöluonnoksesta ja siitä millä tavalla hän on pyrkinyt ottamaan huomioon kaikkien varjoesittelijöiden kommentin, jotta mehän usein tapasimmekin tämän asian parissa. Kun puhutaan Dublinin asetuksen epäonnistumisista, niin sen käsittely on aivan keskeisessä asemassa. Kun puhutaan koko eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmästä, ja varmasti kaikki ymmärrämme sen, miten tärkeää on, että nämä asiat menevät oikein sen sijaan, että hosuttaisiin ja saataisiin aikaiseksi puolikas mm, tulos. Eli aloitan meidän näkökulmastamme. Olen pettynyt lievästi sanoen, kun näen komission ehdotuksen pakollisesta ja automaattisesti, automaattisesti sisäisestä siirrosta. Se meidän mielestämme ei ole toteutettavista, se on epärealistista. Tämä on ensimmäinen mahdollisuus, kun puhun tässä, enkä tiedä oikein mistä tulisi edes aloittaa. Se on väärin lähestysperiaatteen näkökulmasta, se on väärin siinä mielessä, että pakolaisia pidetään hyödykkeinä ja se on myöskin moraalisesti väärin. Ei jäsenvaltiota voi pakottaa ottamaan vastaan sellaisia ihmisiä, joita nämä eivät halua ottaa vastaan on hyvä, että sitten on halunnut tähän tarjota erilaisia valintavaihtoehtoja, mutta perusperiaate jää voimaan, ja se ei ole hyvä pakolaisille. Voisitteko kuvitella esimerkiksi, jos hallitus ei halua vastaanottaa pakolaista, ja se pakotetaan tekemään näin, minkälainen ympäristö siellä on pakolaisella sitten, kun pakolainen saapuu paikalle ja pyrkii siellä luomaan itselleen uuden elämän? Tätä ei voida hyväksyä hätä uudelleen, joku uudelleenjakomekanismikaan ei toiminut. Meidän ei kannata sitä toistaa, se ei tule koskaan saamaan useiden jäsenvaltioiden tukia, tehdään se selväksi. Ja ilman niiden tukia, jotka tätä järjestelmää täytäntöön panevat, se varmasti epäonnistuu. Kun tämä yhdistää vielä Dublinin, niin nähdään myös, että Dublinin ö, kipeästi kaivatut uudistukset epäonnistuvat. Olen myöskin huolissani siitä, mitä tässä on todettu yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta Dubliniin ja mahdollisesti myös Irlannin. Minusta kannattaa muistaa yhdistyneen kuningaskunnan näkökulmasta että me olemme nyt aivan ennakoimattomassa tilassa ja on aivan liian kiireellistä nyt tehdä päätöksiä sen suhteen, miltä meidän suhteemme tulee näyttämään turvapaikkapolitiikan suhteen. Tai se, että vaarannetaan tässä se, että jotkut jäsenvaltiot ovat ollenkaan osallistu niin mihin esittelijä pyrkiikin. Pakollinen sisäinen siirto. Siinä yksi rangaistus on korvattu toisella taloudellisella rangaistuksella. Ja se johtaisi siihen, että jäsenvaltiot joutuisivat pakolla osallistumaan esirahastoihin, eri rahastoihin. Se on erittäin vahingollista Euroopalle, koska se tahalla nimenomaan kohdistuu niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat erityisen huolissaan tästä ehdotuksesta. Ja se jota huomioon niitä huolia, joita jäsenvaltioilla on. Eli minun mielestäni meidän täytyy vielä työstää tätä voimakkaasti. Nämä ovat niitä elementtejä, joista olen hiukan huolissani tässä mietinnössä. Siitä huolimatta tässä on paljon myönteistäkin työtä saatu aikaiseksi ja haluan kiittää esittelijää kaikesta siitä. Erityisesti pyrkimys ottaa huomioon nämä toisen siirtämisen syyt esille ja ne, että ei tulla esimerkiksi ensimmäisen maatulomaahan ja että on pyritty voimakkaasti parantamaan hakijoiden saatavilla olevan tiedon laatua. Tämä mahdollistaa sen, että kansallista suojaa hakevat hakijat voivat pysyä laillisen järjestelmän puitteissa, jossa heitä voidaan paremmin suojata ihmiskaupalta. Minusta ei ole järkeä siinä, että ihmiset vaarantavat henkensä ja tulevat vaarallisilla matkoilla Eurooppaan, antamalla heille vaikutelman, että heidät otetaan vastaan siellä, mihin he tulevat. Tämänhetkisessä, mielessä, tämänhetkisessä muodossa mielestäni tämä mietintöluonnos ei kuitenkaan ota tätä ongelmaa huomioon ja rohkaisee ihmisiä vain käyttämään näitä vaarallisia reittejä Eurooppaan. Ja se on kyllä asia, johon minun mielestäni meidän täytyisi pureutua. Tästä huolimatta Odotan saavani työskennellä läheisessä yhteistyössä esittelijän kanssa ja muiden, koska on tärkeää, että me saamme aikaiseksi toimivan Dublin-asetuksen ja ratkaisemme niitä ongelmia, joita tämänhetkisessä asetuksessa on. Kiitos. The, um, GUI shadow is... Puheryhmän varjoesittelijä Conne Ernst. Kiitos paljon. Ensin minäkin haluaisin Cecilia kiittää. On sanottava, että Cecilia tietää, että suhtaudumme hyvin kriittisesti koko Dublinin järjestelmään vasemmistopuolueena. Hyvä kuitenkin, että teemme läheistä yhteistyötä ja mielelläni kiistelen edelleen Cecilian kanssa. Dublin on kuollut. Jos tässä jotain muuta nyt esitetään, niin kuvitellaan, unelmoidaan. Dublin on täysin epäonnistunut. Vuosi 2015 osoitti sen, 2016 ja vuonna 2017 <clears throat> myös jokainen päivä. Tässä pitää ajatella jäsenvaltioiden etuja, tasapainotella niitä kyllä, mutta myös pakolaisten edut on otettava huomioon. Eli Schlein on aivan oikeassa – tässä myöskin EUn uskottavuus on pelissä. Katsotaan nyt näitä ehdotuksia. Mitä hyvää siellä on? Lähdetään hyvästä liikkeelle. Se, että jätetään pois tämä tarkastelu, ovatko hakemukset sellaisia, että jätetään ne käsittelyyn. Koko tämä järjestelmä, turvalliset alkuperä- ja kolmannet maat, särkivät koko järjestelmän. Kaikki yleissopimukset pakolaisten suojelemisesta heitetään näin romukoppaan – Uskoisin myös, ettei missään eurooppalaisessa tuomioistuimessa voitaisi pärjätä tämän määritelmän kanssa, joka koskee sitä, voidaanko hakemus ottaa käsittelyyn. Meidän pitää olla järkeviä. Tämä koskee neuvostoa ja tietenkin komissiota ja tietenkin nämä asiat on voitava ajaa läpi. Toiseksi perheeseen kuuluu enemmän kuin isä, äiti ja lapsi. Perhe on kyllä laajempi käsite. Tämän käsitteen laajentaminen – se on myös toisessa direktiivissä vastaanottoloista mukana. Se on täälläkin mukana ihan hyvä. Voisin tukea sitä. Ja hyvä, että otetaan tämä ryhmä 30, no hyvänen aika, en minä halua lähteä kiistelemään tästä luvusta, mutta että otetaan huomioon se, että yhden matkan aikana tapahtuu paljon ja sekin on voitava ottaa huomioon. Mielestäni on myös ihan paikallaan, että voidaan olla vähän joustavampia jäsenvaltioiden puolelta, voidaan reagoida myös sellaisiin hakemuksiin, jotka eivät ole perusteltuja. On hyvin tärkeää pakolaisille, että tietävät, mikä Eurooppa on, mitä maita siellä on, mitä oikeuksia minulla on. Ihan hyvä, että tätä tietoa annetaan ja myöskin yksin tulevat alaikäiset. Kyllä tässä on muutoksia. Meidän pitää tietenkin tarkkaan vielä katsoa sitä, miten yksittäisen pakolaisen osalta tämä toteutuu. Tämän huoltajan pitää olla kunnollinen taho, ei, ei mikä tahansa viranomainen, mutta ongelmia minulla on edelleen. Tätä kiistaa joudumme käymään varjoesittelijän ja esittelijän kesken. Oikaisumekanismi minä en usko, että tällaisen korjausmekanismin kautta päästään askel eteenpäin. Ja se, että vähitellen päästään oikeudenmukaisempaan jakoon, kyllä voin jotenkin tajuta tämän. Ja pidän ihan oikeana sitä, että kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi kantaa kortensa kekoon ihan ok. Mutta uskoisin, että tällaisen laskelman kautta ei päästä eteenpäin, koska on erilaisia olosuhteita jäsenvaltioissa. Ja tuo 20 prosenttia lisää vuosittain. Jos ajatellaan näitä ensimmäisiä maita, Italia ja Kreikka, eihän silloin päästä ratkaisemaan niiden maiden ongelmaa riittävästi. Siksi pidän tätä niin hankalana. Varmasti joudutaan kiistelemään pian niiden pakolaisten määrästä, jotka joutuvat siirtymään muihin maihin. Tämä riippuu siihen, miten hyvin saadaan turvapaikkajärjestelmät toteutumaan eri jäsenvaltioissa. Ja tuo toissijainen siirtyminen, sitähän jatkuvasti nyt toitotetaan. Sitä ei saa olla ainoastaan, jos kyse on perheiden yhdistämisestä. Näin tämä ongelma ratkaistaan. Eikä ratkaista, sen haluan selkeästi sanoa. Toisesta siirtolaisuutta on niin kauan, kun Unkarissa esimerkiksi teljetään pakolaisia johonkin. Ja voin vain oikeastaan kannustaa siihen, niin kuin esimerkiksi olemme kuulleet, että joissain maissa annetaan koirien hyökätä pakolaisten suuntaan turvapaikanhakijoiden päälle. Meidän pitää kehitellä turvapaikkajärjestelmää. Se liittyy tietenkin kokonaistilanteeseen myös. Aivan selvästi. Ja haluan rehellisesti sanoa, en tiedä voinko vaatia Bulgarialta samaa kuin Saksalta. En tiedä, jos ajatellaan vähemmän kehittyneitä maita, voidaanko niiltä vaatia yhtä paljon? Tämä on hyvin vaikeaa. Sitten on tällaisia siirtolaisyhteiskuntia, kuten Saksa. Haluaisin sanoa vain, että pienellä alueella Rannanvaltsissa viime vuonna irtisanottiin 135 sosiaali- työntekijä siksi, että pakolaisia ei enää tullut sinne huolettavaksi. Nyt heidät irtisanottiin ja tekevät töitä muualla. Kyllä vastaanottokapasiteettia on tietenkin suurissa maissa enemmän ja uskoisin, että taloudellisesti vahvojen jäsenvaltioiden velvollisuus tässä yhteydessä on paljon suurempi. Ja sitten ulkorajoista vielä jotain. Ulkorajoista puhutaan. Katsotaan Kreikkaa ja Italiaa, italialaiset ja kreikkalaiset saadaan nyt sulkemaan ulkorajat tiukasti ja otetaan yhteistyön mukaan Turkki tai muut, ja jos ei, niin syntyy hankaluuksia esimerkiksi. Sitten viedään vaikka rakennerastovaroja, tai en tiedäkin, miten nämä rangaistukset toteutuisivat, mutta katsokaa nyt vähän tilannetta siellä, mitä tapahtuu Kreikan saarilla. mitä siellä ihmisten pitäisi tämä tehtävä hoitaa? Tämä hyvin tiukka sääntely on hyvin teoreettista ja siksi se aiheuttaa ongelmia. Muuten on sanottava, että tuo henkilökohtainen, henkilökohden esitetty summa poistetaan. Ihan hyvä, mutta saammekin jotain oikein hyvää aikaiseksi, kun sanomme, että saatte vähemmän rakennerasta varaa tai ette mitään. Makrotaloudellinen ehdollisuus, näinhän sanotaan aluepolitiikan alalla. Jos ette hoida niitä ja näitä asioita. Puheenjohtaja pyrkii keskeyttämään. Eikö olisi siis parempi sanoa, että pitäisi saada enemmän rakennerahastovaroja? Paljon meillä on siis vielä keskusteltavaa. Minä lopetan puheenvuoron, niin minä puhuinkin jo melko pitkään. Kiitos. Ymmärrän hyvin, tiedän, että varjoesittelijät pitävät hyvin tärkeänä tätä, ja varjoesittelijät ovat tehneet paljon työtä saman kuin esittelijä. Tiedostan tämän, mutta toisaalta puheenvuoropyyntöjä on paljon. Siirrytään nopeasti eteenpäin vihreiden varjoesittelijä Jean Lambert. Pyytäisin, ettei ylitetä kolmea neljä minuuttia. Kiitos. Kiitoksia ja kiitoksia kovasti esittelijällemme myös, joka on työstänyt tätä kovasti ja pyrkii tasapainottamaan hyvin monia eri pyyntöjä. Näin alustuksena haluaisin todeta sen, että haluan muistuttaa kaikkia siitä, että pohjana turvapaikkajärjestelmällemme on YK-yleissopimus ja käsittääkseni se ei mahdollista sitä, että voidaan valita, kuka ovelle tulee, vaan siinä käsitellään neljän hakemukset, jotka tulevat koputtamaan ovelle. Dublinissa on kysymys nimenomaan hakemusten tarkastelusta. Tässä on useita ehdotuksia ja hyvä niin, joiden tavoitteena on se, että hakemukset käsitellään. Niitä ei laittaa syrjään tai jätetä huomiota, koska ihmiset ovat muuttaneet tai tehneet jotain muuta, vaan se on edelleen tässä keskipisteenä. Eli tässä on ehdottomasti aloja, joissa olemme samaa mieltä siinä, mitä pitää tehdä, milloin hakemus voidaan hyväksyä. Jotkut ovat sanoneet, että tässä on epäselvää se, milloin tätä hakemuksen hyväksyttävyyttä käytetään. Ja usein ihmiset jäävät järjestelmän ulkopuolelle ennen kuin heidän vaatimustaan on edes oikeudenmukaisesti tarkasteltu. Tässä on myös otettu paljon esille asioita, jotka liittyvät lapsiin, alaikäisiin, yksin matkustaviin. Se on mielestäni myönteistä. Ja kuten on todettu tässä suhteessa, liikahdinnän vähentäminen on äärimmäisen tärkeää, sillä tämä on erityisen haavoittuvainen ryhmä. Ja toivottavasti tämä vähentää sitten varoja. Luonnollisesti myös selkeä ja epäselvä tieto sellaisella sanamuodolla ilmaistuna, jota ihmiset ymmärtävät, on äärimmäisen tärkeää, koska me voi olettaa, että ihmiset tekevät päätöksiä asiasta, jossa koko tämä ympäröivä järjestelmä on epäselvä. Meillä on myös keskusteltu paljon sisäisen siirron mekanismista. Ryhmäni on ryhmän mielestä komissioehdotuksessa on äärimmäisen paljon ongelmia. Siinä ihmisiä suhtaudutaan kuin korttipakkaan sen sijaan, että katsotaan, miten tilanne toimisi näiden ihmisten kannalta ja jäsenvaltioiden kannalta. Ja kollektiivinen siirto on kyllä mielenkiintoinen ajatus. Ryhmämme haluaisi ehdottomasti kyllä nähdä lisää sen suhteen miten ihmiset tekevät myönteisiä valintoja. Ja tässähän ainakin sille on vaihtoehto avoinna, sillä mehän pyrimme nimenomaan kotouttamiseen jäsenvaltiossa. Ja näin meidän tulee katsoa, millä tavalla näitä kotoutusesteitä madallettaisiin jäsenvaltiot kykenevät myös tulemaan toimeen pienemmällä kielimäärällä. Se auttaa niitä, eikä ole myöskään myönteistä yksilölle se, että yksilöstä tuntuu siltä, että he ovat aktiivisia prosessissa, eikä pelkkiä hyödykkeitä, kuten täällä väitettiin. Tämähän on kuitenkin osa eurooppalaista järjestelmää. Emme tiedä, että on sellaisia jäsenvaltioita, jotka automaattisesti jäävät sen ulkopuolelle ja jotkut, jotka ovat kovasti euro, yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kannalla. Sitähän tässä pyritään kehittämään. Tällaisen maksukäyttöön otto silloin, kun siirto ei tapahdu, myönteinen asia mielestämme ja me katsotaan sitä, miten sitä voitaisiin hyödyntää rakennerahastoissa. Kuten totesin, tässä on muutamia muita alueita, jotka mielestämme ovat myönteisiä. Haluamme myös tarkastella sitä, mitä muuta haluttaisiin laittaa tähän korjausmekanismiin. Ja rajavalvontaan liittyvät kysymykset ovat asioita, joita haluamme myös tarkastella. Meidän mielestämme edessä oleva ehdotus on kuitenkin ehdottoman hyvä keskustelun pohja ja arvostamme esittelijän tekemää työtä, vaikka Olen aivan tietoinen siitä, että Cecilia totesi, että taisteluita vielä on. Ainakin innokkaita keskusteluja syntyy. Ainakin työskentelemme tämän parissa ja myönteisissä merkeissä. Kiitoksia. Thank you very much, Jean. Kiitos oikein paljon, Jean. Ja viimeisenä varjoesittelijänä EFDD-ryhmän nimissä Laura Ferrara. Se presidentti. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiitän kollega Cecilia Wikströmiä ja kaikkia varjoesittelijöitä. Tämä on ollut hyvin arka vaikeaa työtä, erityisesti näinä historiallisina aikoina. Aivan niin kuin jo kaikissa kokouksissa olen todennut, varjokokouksissa olen ollut hyvin kriittinen Dublinin uudistuksen suhteen. Olemme odottaneet tätä ehdotusta hieman jännittyneinä odotimme sitä, että uudistus muuttaisi radikaalisesti, eh, rakenteellisesti Dublinin asetusta ja koko yhteistä turvapaikkajärjestelmää, mutta näyttää siltä, että tässä ikään kuin eh, toimitaan niin, että halutaan muuttaa kaikki, jota mikään ei muuttuisi. Pyritään estämään edelleen liikkuminen. Tässäkin halutaan uhrata nämä eturintaman maat ja myös turvapaikanhakijat, jotta sitten kaikki muut jäsenvaltiot pelastuisivat. Tämähän on tapa pyrkiä ratkaisemaan ikään kuin kärsivällisesti koko tämä maahanmuuttovirtaongelma. Ja sitten hakijat jäävät ikään kuin vangiksi jäsenvaltio, jossa he eivät haluaisi olla. Me olemme tietoisia siitä, että tämä hyvin vaikea tehtävä – meille Euroopan parlamentissa ja myös komissiossa on noussut esille viimeisimmän kerran äh, parlamentin äh, valiokuntien yhteisessä kokouksessa. On todettu, että ei voida velvoittaa vastaanoton sellaisia, jotka eivät sitä halua. Minä kyllä koen hieman häpeää tässä tilanteessa, kun on sellaisia, jotka eivät halua ottaa vastaan turvapaikanhakijoita. Kyse on moraalisesta ja juridisesta velvoitteesta. Ei voi valita että annetaan kuolla näiden ihmisten, jotka pakenevat sotaa ja vainoa. Eli kyllä minä tässä tunnen hieman häpeää tämän argumentin edessä. Komission ehdotus pyrkii siis ratkaisemaan tilanteen tavallaan. Ensinnäkin se vähäinen jousto, joka nykyjärjestelmässä on, on nyt poistettu täysin. Ajattelen tässä niitä lausekkeita, joissa määritellään jäsenvaltiolle vastuu. Ja sitten aiemmin oli mahdollista, että jäsenvaltio toteaa, että se on vastuussa kansainvälisen suojelun hakemuksen käsittelystä silloinkin, kun toisella jäsenvaltiolla oli Dublinin mukaan vastuu. Eli näinhän Merkel toimi viime vuosien aikana. On varsin mielenkiintoinen esittelijän ehdotus siitä, että voitaisiin jättää muille jäsenvaltioille mahdollisuus arvioida hakemusta hakijan pyynnöstä, mutta katson, että voi olla aika vaikea käytännössä toteuttaa tätä ehdotusta. Ja aivan niin kuin kollega Schlein totesi, se, että otettaisiin käyntiin, käyntiin, käyttöön tämä uusi lauseke, niin äh, se rauhoittelee nimenomaan niitä jäsenvaltioita, jotka ovat tässä niin kuin jonossa viimeisenä. Uudessa, jäsen, uudessa järjestelmässä tulisi pitää keskeisenä sanana solidaarisuutta. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että on tarpeen ottaa automaattinen sisäisten siirtojen järjestelmä, joka on sitova kaikille jäsenvaltioille, joka ei vaadi sitä, että neuvosto äänestää, jotta tämä aktivoidaan. Tätä ei voida toteuttaa pelkästään hätätilanteissa, ei pidä jäädä odottamaan, että joku jäsenvaltio romahtaa, jotta järjestelmä otetaan käyttöön. Sen takia ehdotankin, että tämä kynnysehdotus poistettaisiin. Katson, että meillä pitäisi olla automaattisesti käynnistyvä mekanismi, ei jäädä odottamaan hätätilannetta. Näin voidaan varmistaa tasapuolinen eh, jako jäsenvaltioiden kesken ja solidaarisuus olisi todellista ja toteutuisi käytännössä. Ja kolmanneksi kriteeri, jonka mukaan määritellään jäsenvaltion vastuu ensimmäisessä jäsenvaltiossa. Tämä Dublinissa piti täysin poistaa, mutta se on kuitenkin ennallaan. En tiedä, ehdottaako komissio tätä ensimmäisenä ratkaisuna ja vahvistaa sitä sitten myöhemmin. En usko, että kun tämä ehdotus nyt on tehty, niin se helpottaisi jäsenvaltioiden paineita eturintamassa. Ennen kaikkea sen takia, että äh, tämä jakomekanismi toimisi vain hätätilanteissa tässäkin kohtaa. Ja viimeiseksi pääkriteerinä tulee olla perheen yhdistäminen. Muutoin on edelleenkin hyvin vähän prosentuaalisesti näitä perheen yhdistämisiä ja on hyvin vaikeata äh, antaa mahdollisuus hakijalle perheen yhdistämiseen. Jäsenvaltioiden täytyy toimia niin, että ymmärrämme perheen laajemmassa merkityksessä. Kyse ei ole pelkästään ydinperheestä, niin kuin tällä hetkellä. Olin esittelijän kanssa samaa mieltä tästä. Ja on tarpeen siirtää välittömästi, hyvin nopeasti tarkistaen jo ennalta tilanne. Ja silloin huomioidaan tämä kansainvälisen suojelun hakemus tässä vaiheessa jo. Kun kyse on perheen yhdistämisestä ja siitä, että erityisen haavoittuvassa asemassa siirretään, heitä täytyy hyvin nopeasti käsitellä ensisijaisina hakijoina. Hyvää tahtoa tarvitaan, jotta todella päästäisiin ratkaisuun yhteisön tasolla. Eurooppalainen ratkaisu tarvitaan, ei hallitusten välistä ratkaisua, jossa sitten vahvimmat äh, pelailevat äh, muiden kustannuksella. Kiitos. <clears throat> Thank you very much. Kiitos oikein paljon varjoesittelijöille. Luen puhujalistan ja sen jälkeen suljetaan puhujalista, koska me kuulemme myös komission ja neuvoston kannat. Um, Mr. Kirkos, Mr. Alahaho, Mrs. Winberg, Mrs. Gomez, Mrs. Grudziska, and that, that is it. Ja siinä olivat puhujat. Pyydän, että te pyydä enää puheenvuoroja. Pyytäisin kaikkia puhumaan enimmillään kaksi minuuttia, jos sopii. Edustaja Sedowski, Tomas. Já jsem tak jako stínový zpravodaj. Sice jsem pouze... Minä olen tavallaan myös heralainen varjoesittelijä. On totta, että olen ollut budjettivalmiskennosta enemmänkin tähän liittyvistä asetuksista, mutta tämä liittyy tähän asiaan kuitenkin, mutta haluaisin sanoa seuraavaa. Mitä tulee Dublinin uudistamiseen? Minä haluaisin korostaa sitä, että ei tarvitse olla mitään rangaistuksia tai seuraamuksia. Järjestelmää ei voida rakentaa sille, että vähennetään kohesioon tarkoitettuja varoja tai että etsitte jotakin muita sanktioita. Minusta meidän pitäisi kiittää Cecilia Wikströmiä tästä mietinnöstä. Ja sitten velvoitte hakijoilla pysyä siinä maassa, jossa menettely tapahtuu, merkitsee, on hyvin tärkeää. Se on myöskin tärkeää, että alaikäisiä suojellaan paremmin ja on tärkeää, että voidaan lähettää takaisin tiettyjä hakijoita turvallisiksi luokiteltuihin maihin. Ja minusta meidän pitäisi myöskin jakaa asianmukaista tietoa järjestelmän puitteissa ja myöskin hakemukset, jotka liittyvät maan vaihtamiseen, joka on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä ja myöskin, että vähennetään tällaista toissijaista liikkuvuutta, mutta on kuitenkin myös samaan aikaan asioita, joista en voi olla yhtä mieltä. Esimerkiksi äh, kohta 22, kohdat 2 ja 3, eli tarkistus 24, äh, kohta 2, kolmas äh, kohta 26, 86, kohta 24a. Esimerkiksi näiltä osin esittelijä ehdottaa, että maa, joka olisi, että määritettäisiin mielivaltaisesti jokin maisten kohta 24, sen toinen alakohta minusta Voisin sanoa, että voin sen hyväksyä, mutta tarkistukset 20, 67, niitä en voi hyväksyä, koska ne eivät vastaa minun omaa näkemystäni. Minusta nämä tarkistukset tulisi hylätä myöskin 29, 30 ja niin edelleen, mutta olen valmis keskustelemaan Estelian kanssa tästä asiasta. Kiitos. Okay, thank you. Um, We also have the Kiitoksia. Ja meillä on sitten tämä jälkeen toinen asia käsiteltävänä kaksi minuuttia vain, jos sopii. Kirkup seuraavana, olkaa hyvä. ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία γιατί και με αποφασιστικότητα αλλά και με... Haluan kiittää Rova Wikströmiä, sillä hän on päättäväisesti, mutta myöskin herkkyydellä käsitellyt tätä aihetta ollut myöskin yhteydessä varjoesittelyihin aivan lyhyesti kolmesta asiasta, jotka ovat hyvin tärkeitä Kreikalle. On hyvin tärkeitä korjauksia komission tekstiin, eli tämä ennakkovalvonta. Joissakin asioissa komissio menee yksityiskohti, mutta tässä aiheessa, jos nyt sanotaan, että se maa, johon pakolainen ensimmäisen kerran tulee, niin silloin pitäisi kaikki ennakkotarkistukset tehdä siellä. Silloinhan se merkitsee sitä, että jatketaan vain vanhaan malliin. Jos se tulee taas enemmän maahanmuuttajien niin silloin järjestelmä romahtaa. Tästä yksisesti ei voida selviytyä näin. Ja on, on aivan oikein se, miten esitelee suhtautuu tähän, tähän korjausmekanismiin, koska Kreikkahan eh, voi ehkä selviytyä 100 prosentista, mutta ehkä 150 prosentista. Mutta ei kysymys ole nyt 100 tai 110 prosentista, pitää katsoa, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja kun katsoo, mitä sen jälkeen tapahtuu, mikä mekanismi on se, joka silloin sovelletaan, muiden maiden suostumus, se olisi ihan hyvä asia. Ja sitten joustava solidaarisuus, siinäkin olin yhtä mieltä esittelijän lähtökohdasta, mutta jotkin asiat ovat hiukan, missä sanotaan, että ne ovat hiukan tekopyhiä, jotka sanovat, että rasitetaan pakolaisilla. Ei kukaan sano, että hänen on pakko ottaa vastaan pakolaisia Syyriasta, mutta kysymys on ihmisistä, joilla on oikeus humanitaariseen apuun ja he ovat jo täällä. Jos jos nyt vaikkapa Unkarissa tapahtuu mainitustys, voimmehan me sitten vaikka sanoa, että meille se on her- hertasin yhden tekevää, emmekä tee asiassa yhtään mitään. Ainoa asia, josta en ole yhtä mieltä, on sitten se, mitä sanotaan Schengenistä. Schengen on osa Euroopan akiita. Turvapaikka ei ole sitä, menee ei pidä tässä sekoittaa toisiinsa nyt kahta erilaista asiaa ja niihin liittyy myöskin erilaisia intressejä. Olisin sanonut, että myöskin yhtä mieltä Rova Schleinin kanssa. Ei ole kysymys siitä, että sanonko on hyvä tai vähemmän hyvä mietintö kysymys on siitä, että neuvosto haluaa edes keskustella meidän kanssamme tästä asiasta, haluaisi vain lykätä asian käsittelyä jatkuvasti. Me tarvitsemme ratkaisuja. Ja vielä lopuksi, niin kuin sanottu, päättäväisyys ja herkkyys, ne ovat olleet tapoja, joille tässä on toimittu, tässä on menty oikeaan suuntaan, mutta me emme saa kuitenkaan unohtaa sitä, että edelleenkin on 700 alaikäistä Kreikassa – Useimmat heistä täyttävät vaatimukset, jotka koskevat uudelleen sijoittamista, mutta muualla Euroopassa tähän kiinnitä mitään huomiota. Myöhemmin tänne tuli vielä meidän ministeri, ministeri Kreikasta ja hänen kanssaan, siis seitsemästä alasta vain. Kyllä minusta ei saa osoittaa herkkyyttä mietintöä kohtaan, vaan myöskin tehdä vaadittavat asiat. No, en mielelläni kyllä halua katkaista tässä puheenvuoroa silloin, kun on tärkeää sanottavaa, mutta meillä on myöhemminkin mahdollisuus tähän keskusteluun. Edustaja halla olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. On totta, että Dublinin järjestelmä on epäoikeudenmukainen, koska se asettaa epäsuhtaisen taakan niille maille, jotka ovat ulkorajoilla. Samalla täytyy muistaa se, että ihmiset tulevat Kreikkaan ja Italiaan ei sen takia, että jäisivät sinne, vaan siksi, että jatkaisivat matkaansa muihin jäsenvaltioihin. Ainoa tapa olla rohkaisematta ihmisiä tulemaan mm, ylittämään välimerta, on tehdä selväksi, että Kreikka ja Italia on niin pitkälle kuin nämä ihmiset pääsevät. Lisäksi tietysti on niin, että meidän täytyy pala- parantaa tapoja palauttaa nämä ihmiset turvallisesti Kreikasta ja Italiasta ja parantaa alkuperämaiden olosuhteita. Maassamuutto Eurooppaan ei ole Afrikan ja lähi ongelmien ratkaisu. Euroopassa taakanjako ja sisäiset siirrot eivät toimi, kuten olemme saaneet nähdä, ja pakollinen mekanismi rikkoisi kansallista suvereniutta tavalla, jota emme voi hyväksyä. Lisäksi se todennäköisesti vahvistaa keskipakoisvoimia Euroopan unionissa. Ihmisiä vievät köyhyys, väestön kasvu ja toivottomuus tulevaisuuden suhteen pois kotimaistaan. Tämä ongelma ei suinkaan häviä. Meidän ei tulisi esittää, että voimme vain hallita tätä ongelmaa Euroopan sisällä. Perustavanlaatuisempia muutoksia tarvitaan meidän lähestymistavassamme maahanmuuttopaineisiin. Next is Mrs. Winberg. Tack. Winberg. Kiitos puheenjohtaja. Niin, nyt on tulossa neljäs uudistus koskee Dublinia. Olemme nähneet, miten Dublin on romahtanut. Esittelijä itse oli mukana jo edellisellä vaalikaudella, jolloin käsiteltiin tätä kolmatta uudistusta, mikäli oikein muistan. Ja muist- ja tämä uudistus varmaan tulee myös rom, todennäköisesti romahtamaan. Me puhumme siitä, että pitäisi olla vakaa järjestelmä ja että kaikkien jäsenvaltioiden täytyisi osallistua tähän. Minä ymmärsin, että tämä pitäisi olla vapaaehtoista, mutta niin kuin nyt tämä on sekä sitovaa ja myöskin pakollista. Ja samanaikaisesti me sitten tue, haluamme luoda keskinäistä luottamusta. Ajattelen tässä Unkaria. Unkarissahan oli kansanäänestys tästä väestön siirtämistä 98,6 prosenttia väestöstä ei halunnut tuota eh, uudelleen sijoittamista. Miten sitten on Voidaanko pakottaa nuo maat, joissa tätä ei haluta? Eihän ei tule suinkaan merkitsemään sitä, että integraatio tullaan edistämään. Ja mitä tulee sitten Ruotsiin? Meillä on ollut valtaisaa massa maahanmuuttoa. Me olemme rakentaneet telttaleirejä keskellä talvea ja nyt viimeinkin olemme päässeet hallitsemaan, saaneet tätä asiaa lisään hallintaamme paremmin rajatarkastuksella, mutta ongelmat jatkuvat edelleen. Voimme odottaa satoja tuhansia omaisia, jotka ovat matkalla Ruotsiin joskus lähivuosina. Tämä järjestelmä ei tule toimimaan. Ja sitten jos poimitaan nämä palaset pois ja asetetaan täällä jotakin hintalappuja, ei niin saisi tehdä, mutta, mutta rakenteellinen tuki rahastoliitto pitäisi käyttää ja, ja jos tällä tavalla me emme pääse eteenpäin, jos tämä todellakin tulee toteutumaan. Anna Gomez, please. Well, I'd like to uh, thank... Haluaisin kiittää Cecilia Wikströmiä, eli Schleinia ja kaikkia muita varjoesittelijöitä, jotka tekevät Cecilian kanssa yhteistyötä tässä hyvin vakavassa ja tärkeässä aiheessa. Olen pitkälti samaa mieltä tehdyistä ehdotuksista, mutta haluaisin kuitenkin kysyä ensinnäkin, Harkitaanko sitä, että olisi jonkinlaisia ratkaisuja, sanamuotoja turvallisista, laillisista sisäänpääsykeinoista. Sekin olisi yksi keino, jolla voidaan välttää ihmissalakuljettajien toimintaa. Ja tämä voisi olla yksi ratkaisu. Olisi tärkeää, että se olisi mukana tässä asetuksessa, kun se on osa suurempaa kokonaisuutta. Olen Cecilian siis kanssa samaa mieltä siitä, kun hän totesi, että perheenyhdistäminen, tilapäisen suojelun direktiivi, jonka jäsenvaltiot ovat jumiuttaneet, tulisi uudelleen aktivoida. No sitten sisäisten siirtojen järjestelmä. Meillä tulisi olla pakollinen sisäisten siirtojen järjestelmä. Tämä 250 000 tulisi poistaa maksuna, rangaistusmaksuna, mutta rakennerahastojen käyttöä tulisi harkita. Kyse on solidaarisuudesta. Solidaarisuus on myös rakennerahastojen käytön taustalla. Solidaarisuutta täytyy jäsenvaltioiden osoittaa silloin, kun kyse on esimerkiksi turvapaikanhakijoista. Meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta tätä solidaarisuutta voidaan kannustaa, stimuloida. Eikä niin, että olisi sitten sakkomaksu hyvä, sellaisesta käytöksestä, jota ei voida hyväksyä. On häpeällistä ajatella, että jäsenvaltiot voisivat valita ikään kuin olla osallistumatta henkien pelastamiseen ja ihmisten auttamiseen. Entäpä sitten äh, EASON rooli? Miten voimme turvapaikkaviraston roolia vahvistaa? Kun katsomme jäsenvaltioita, niin eihän niillä ole mahdollisuuksia, valmiuksia toimia tässä sisäisten siirtojen järjestelmässä nopeasti ja tehokkaasti. Tämä on nähty Kreikassa ja kyse ei ole poliittisen tahdon puutteesta, vaan kyse on todella valmiuksista ja kyvystä. Sitten kun kyse on hauraista ryhmistä, heikossa asemassa olevista ryhmistä. Ja näistä ryhmistä, joita, joiden suhteen meillä on järjestelyjä, mutta ne eivät kerta kaikkiaan toimi. Esimerkiksi jesidit ovat kansanmurhan kohteena ja kuitenkaan mitään järjestelyjä ei ole toteutettu. Puheenjohtaja kehoittaa päättämään puheenvuoron nopeasti. Kiitos. Uh, we'll have more time, but I want... Niin, kyllä tähän nyt enemmän aikaa, mutta haluan, että edustaja Wikströmkin saa mahdollisuuden vastata. Lopuksi, no ei nyt niin lopu, lopuksi. Ku- Viime edustaja vielä. Kiitoksia. Haluaisin henkilökohtaisesti korostaa sitä, että vaikka olemassa olevat vaatimukset lasten ja aikuispakolaisten uudelleen sijoittamiseksi pitäisi olla olemassa. En ole varma, että automaattinen korjausmekanismi pitäisi sisällyttää tähän asetukseen. Ehdotettu sijoitusmekanismi ei edelleenkään ratkaise ongelmia tavalla, jonka kaikki hallitukset neuvostossa voisivat hyväksyä. Emmekä voi hyväksyä siis sitä. Toiseksi tämä ehdollisuusjärjestelmä sen suhteen, että jäsenvaltio täysin osallistuu solidarisuusmekanismiin ja se että meillä on kansalliset rahoitusosuudet eurooppalaisiin rakenneinvestointirahastoihin on aivan yhtä lailla kiistanalaiset. Tämänkaltaisten rahastojen edunsaajat, että ne ovat esimerkiksi kansalaisia, jotka eivät ole syyllisiä hallituksensa toimiin suhteessa pakolaisiin. Joka tapauksessa EU-väestön toiminta auttaa tarvitse säännellä tässä vaikeassa asiassa, jotta voisimme paremmin ymmärtää myöskin pakolaisten ongelmia ja rakentaa solidaarisuutta yhteiskunnan ja pakolaisten välillä, ei pelkästään hallitusten välillä. Enkä ole varma, ottaako tämä mietintö nämä ongelmat. Thank you. And, um, I missed out. Kiitoksia. Edustaja Metsola vielä minuutti. When I joined this parliament, I did... Sanoin, että kun liityin tähän parlamenttiin, niin en uskonut, että Olisin täällä kokouksessa, keskustelemme siitä, mikä tulee olemaan kaikkein radikaalin tarkistus, joka koskee turvapaikkalaisen uudistamista ja mikä on kaikkein kipeimmin tarvittuja asioita. Haluan todellakin kiittää Cecilia Wistromia hänen sitoutuneisuudesta, hänen optimismistaan. Kaikista neuvottelussa tuo optimismi, sitä se me jaamme hänen kanssaan edelleen. Ja toivotan kaikkea hyvää meidän varjostelemme Alessandralle, joka koordinoi monia tarkistuksia meidän ryhmältämme, mutta otan todellakin, että syntyy hyvää jatkuvaa yhteistyötä ryhmien kesken tässä asiassa. Ennen kuin palaan esittelijän pariin, haluaisin vielä kuulla komission edustaja Nielseniltä home Thank you very much, Chair, and thanks. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tilaisuudesta saada käyttää pieni puheenvuoro tässä keskustelussa komission näkökulmasta katsottuna. Me varamme vielä kantamme suhteessa parlamentin ja neuvostoon ja jäämme ehdotuksemme puitteisiin. Siitä huolimatta kannatan voimakkaasti tämän mietintöluonnoksen pääsuuntaa. Siinä on mahdollisuus ottaa käyttöön vahva solidarisuusosio Dublin järjestelmä, joka pohjautuu korjaavaan jakojärjestelmään ja jäsenvaltioiden toimintaan. Samoin kannatan myös sitä, että meillä on jäsenvaltioiden vastuu jaettu ähm, turvapaikkahakemusten suhteen. Nämä kaksi komponenttia liittyvät lähes yhteen ja minusta on ilahduttavaa, niin että esittelijä näitä on tukenut. Muutama huomio muutamista muista tarkistuksista. Tässä on jonkun verran ehdotuksia menossa siihen suuntaan, että voitaisiin valita näitä hakijoita ja voitaisiin mukauttaa tätä niin, että voitaisiin käyttää myös harkintavaltaa. Se, että meillä on tällainen kevyempi perheyhdistämislauseke ja ryhmien siirtomahdollisuus. Me pohdimme näitä mahdollisuuksia huolellisemmin, mutta olen vähän huolissani siitä, että kun ne kaikki yhdistetään, niin, niin ne antavat miltei suora mahdollisuuden valita hakijoita ja luovat aika paljon raskaita käytäntöjä ennen kuin tätä vastuuta voidaan sitten ryhtyä jakamaan ja kantaa. Ja se vaatii kyllä lisäpuolelta meidän puoleltamme viimeinen huomio, jotta puhutaan lyhyesti. Kun puhutaan tämän jakomekanismin käynnistämiskynnysarvosta, niin se kannattaa pitää mielessä 100-150 prosenttia ei liity kapasiteettiin, vaan jäsenvaltion osuuteen kokonaisturvapaikanhakijamäärästä Euroopan unionissa. Se merkitsee määritelmästi sitä, että jos jäsenvaltio on 70 prosentissa lähtökohtaisesti ja toinen on yli 100 prosentissa, niin se merkitsee myös sitä, että me olemme hiukan huolestamme siitä, että ovatko nämä ehdotetut kynnysarvot sellaiset, että ne todella toimisivat. Miten sisäiset siirrot toimisivat 100 prosentin kohdalla ja jatkuvatko ne 70 prosentissa? Jos tämä yhdistää, niin haluaisimme tietää sitten, mikä lähtökohtatilanne on muissa jäsenvaltioissa. Muussa tapauksessa saattaa olla tilanne sellainen, että joudumme kääntymään kaikkien jäsenvaltioiden puoleen samanaikaisesti. Mutta tämä on tietysti kysymys, josta meillä me keskustelemme lisää. Kiitoksia. Okay, thank you. a uh, uh, quick word from... Kiitos ja nyt annan vielä äh, Maltan puheenjohtajalta vielä. Thank you, uh, Mr. Chair. I would like... Kiitos puheenjohtaja. Haluan alkuun kiittää edustaja Wikströmiä ja varjoesittelijöitä, jotka ovat työstäneet tätä hyvin tärkeää, vaikeaa aihetta. Lyhyesti raportoisin siitä edistyksestä, jota neuvostossa on saatu Dublinin asetuksen tiimoilta neuvosto on omaksunut kaksiraiteisen lähestymistavan tässä aiheessa. On keskusteltu solidaarisuudesta, niin kuin ymmärrätte, tämä on poliittisesti arkaluonteisin kysymys tässä aiheessa. On esitetty teknisellä tasolla. Se on nyt siirretty poliittisemmalle, korkeammalle tasolle, mutta samanaikaisesti teknisellä tasolla keskustelemme Dublin asetuksesta teema pohjaisesti käymme vastaanottodirektiivistä ja tästä asetuksesta keskusteluja tässä rinnalla. Tarkoitus on varmistaa se, että turvapaikkajärjestelmän uudistus on tasapainoinen ja johdonmukainen loppujen lopuksi. Kiitos. Se oli hyvin luonnosteltu vastaus. Kiitoksia. Okay, so, um, I... Nyt voisimme palata sitten Cecilian puoleen haluan kiittää kollegoja erinomaisesta intensiivisestä keskustelusta, hyvin valmistelusta asiasta. Nyt annan tilaisuuden Sesiallialle vastata. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen nyt tehnyt muistinpanoja siitä, mitä kommentteja täällä on noussut esille ja palaan yksityis jokaisen kommentin henkilökohtaisesti, mutta kuten täällä on todettu, se mitä metsässä tarvitsemme, on, on järjestelmän uudistaminen. Tämä johtuu siitä, että ole yhteistä toimivaa eurooppalaista turvakersaa, mutta on otettu käyttöön rajanvalvontaa jäsenvaltiossa toisensa jälkeen tämän puuttuessa. Sitten on tämä lausunto, joka liittyvät turkilaiset julkaisemat ja muutoista keskustella niille tässä yhteydessä. Olemme ottaneet käyttöön tällaisia tilapäisiä toimenpiteitä ja hätätilalainsäädäntöä kuten 160 000 pakolaisen eh, sisäisen siirron silloin tehty päätös, joka oli loppu viime kerrassa kuitenkin fiasko. Me olemme, meidän pitää luopua tällaista tilapäisestä ratkaisusta ja pyrkiä löytämään vakautta yhtenäisestä eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmästä. Ja tämä on se, mitä pitää korostaa. Monet teistä ovat maininneet eh, taakan, joka kohdistuu eturintamassa oleviin jäsenvaltioihin, eikä minä millään tavoin tule osallistumaan tämänpäiväiseen järjestelmään ja tukemaan sitä, jossa Italia ja Kreikka ovat siinä tilanteessa, että on vaara siitä, että syntyy tällainen pysyvä leiritunnelma näissä maissa. Me olemme aut- olemassa auttaaksemme näitä maita, mutta kun luen komission ehdotusta, voi helposti nähdä, että se on kirjoitettu ja luonnosteltu tapahtumien valossa, sen valossa, mitä tapahtuu vuonna 2015, eli yksi, lähes 1,5 miljoonaa pakolaista, jotka tulivat meidän rannoillemme. Mitä meidän siis pitää tehdä, on lähteä pois tuosta yhteydestä ja luoda järjestelmä, joka toimii pelkästään Italiassa ja Kreikassa, vaan jos tapahtuu vaikka jotakin itäisellä rajalla, silloin Puola ja Liettua ovat ne, joihin tämä koskettaa. Jos jotakin tapahtuu Lähi-idässä, se on Kypros, johon se vaikuttaa, koska Kypros on vain muutamien kilometrin päässä rannikosta. Joten meidän pitää saada aikaan järjestelmä, joka on neutraali, joka ratkaisee tilanteita, toimii kaikissa näissä tapauksissa. Ja mikä tahansa jäsenvaltio saattaa olla se jäsenvaltio, joka kohtaa vaikeuksia. Ja silloin tarvitaan solidaarisuutta. Totuuden sanoakseni, minusta tuntuu siltä, että minä lähestulkoon halua enää edes käyttää sanaa solidaarisuus, koska sitä on niin väärinkäytetty, niin vesitetty ja sitä on käyty niin paljon keskustelua. Sen sijaan pitäisi puhua ehdotuksesta, joka tähtää siihen, että luodaan solidaarisuutta vahvistamalla luottamusta järjestelmään, jossa jokaisella toimijalla on vastuunsa täyttää, joka ja täyttää velvoitteensa. Ja silloin me voimme saada aikaan kasvavaa, vahvistuvaa luottamusta. Se on se, mitä tällä hetkellä Euroopassa tarvitaan. Me olemme nähneet kaikenlaisia kriisejä, mutta suurin kriisi on luottamuksen puute. Me näemme sen, me kuulemme siitä kansalaisilta päivittäin ja meidän tehtävämme on saada aikaan tuloksia. Mitä nyt tulee sitten siihen, mitä jotkut ovat maininneet, tämä opt-out, jos ei se ole suinkaan mikään yllätys varmaan, että minä haluan poistaa sen. Minä olen tehnyt työtä tuntikausia muiden jäsenvaltioiden kanssa, tämän talon oikeudellisen yksikön kanssa, asiantuntijoiden kanssa, ja on mahdollista tehdä juuri se, mihin minä viittaan tekstissä, tarkistaa se, onko niin, että joitakin EUn varoja voitaisiin pidättää eikä vapauttaa jäsenvaltion käyttöön, sellaista jäsenvaltion käyttöön, jotka eivät täytä niitä, niitä, todeta niitä sääntöjä jotka me, ja lakeja, jotka, joista me yhdessä päätämme. Näin on vastaus, vastine siihen, että on niihin maihin ja niihin maihin, jotka saavat enemmän varoja. Eilen oli kansainvälinen naistenpäivä. Ja haluaisin vain sanoa, että cash is queen, eli käteinen on kuningatar eikä mikään kuningas, joten voimme nähdä, että rahat, raha puhuu. Kieli ei välttämättä ole hiljaista, mutta tämä on ehkä se, mitä tarvitaan, että nämä maat viimeinkin ymmärtävät, että ei voi vain valita eurooppalaista lainsäädäntöä ja soveltaa sitä, mitä haluaa. Kaikkien tulee noudattaa sitä. Ajatakaa, mitä joku sanoi, tapahtui, jos joku jäsenvaltiot sanoisivat, että mitä tulee ympäristöön ja ympäristölainsäädäntöön ja veteen, niin me valitsemme ne osat, jotka meille sopivat siitä. Miksi noisivat tehdä tällaisia opt-out-valintoja silloin, kun on kysymys siitä, eh, siis niin tärkeästä asiasta kuin yhteisen turvapaikkajärjestelmän luominen. Kyllä me puhumme ihmisistä, ihmisistä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Minä en todellakaan pidä tätä kohtuullisena. Mitä tulee sitten teidän puheenvuoroihin ja kommentteihin, niin haluan kiittää kaikkia varjostelijoita sitä, että he ovat olleet niin luovia, he ovat olleet niin ajantasalla sen osalta, mitä on tapahtunut, ja odotan mielenkiinnolla teidän tarkistuksia, äh, tarkistuksianne, teidän kaikkien tarkistuksia, totta kai, koska minun tekstini on vain lähtökohta, te parannatte sitä toivottavasti, ja odotan mielenkiinnolla yhteistä yhteistyötä, äh, hermestä yhteistyötä tästä asiasta ja sitten palaan teidän teihin, teidän puoleen kääntyn henkilökohtaisesti niissä asioissa, jotka te olette ottaneet esille. Ja tästä varmastikin tulee hyvin mielenkiintoinen matka, jolle me nyt yhdessä lähdemme. Much Kiitos esittelijälle ja määräaika tarkistuksille on 23. maaliskuuta. Ja tämä on tällainen uudelleen muotoilu menettely, niin kuin tiedätte, recast. Ja nyt tulemme sitten seuraavaan hyvin tärkeään kysymykseen, joka on, koskee myöskin turvapaikkakysymyksiä. Ja tämä on vaatimukset kolmansien maiden kansalla kansallisuuksien henkilöiden määrittämiseksi. Jos te lähdette nyt tässä vaiheessa salista pyytäisin poistumaan hiljaa. Tämä on direktiivi, jossa Geneven yleissopimus sisällytettiin osaksi EUn lainsäädäntöä. Tämä, direktiivi korjattiin jo vuonna 2011 tällä kertaa muuttamalla tekstin luonnetta, nyt niin se muuttuu direktiivistä asetukseksi. Komissio esittää, että mennään pitemmälle sääntöjen harmonisoinnissa, jotta jäsenvaltioiden tulee soveltaa silloin, kun on kysymys ähm, pakolaisten ja tuensaajien äh, suojelun määrittämisessä. Ja tämä teksti myöskin asettaa standardeja, jotka liittyvät oikeuksiin. Herra Rova Fajon on esittelijä tässä kysymyksessä ja hän on nyt valmis esittelemään mietintöluonnoksensa. Fajon, ole hyvä. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, koska kyseessä on mietinnön ensiesittely. Käytän äidinkieltäni Slovenia. Joten annan teille mahdollisuuden nyt laittaa kuulokkeet päähän ja pyrin puhumaan hitaasti. Haluaisin sanoa muutaman yleisluontoisen sanan tästä yleisestä tilanteesta. Asia on mainittu usein ottaisen tänään, mutta on tärkeää toistaa monet näistä asioista ja muistuttaa siitä, mikä ei tänä päivänä toimii. Puolitoista miljoonaa ihmistä on tullut eurooppalaisella maaperällä viimeisen kahden vuoden aikana etsien kansainvälistä suojaa. Euroopassa on 500 miljoonaa ihmistä, ei mikään valtava määrä. Ja tämä on osoittanut sen, että eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka ei toimi. Miltei 10 000 ihmistä on saanut surmansa viimeisen kahden vuoden ajan Euroopan kynnyksellä. Ja meillä on edellisessämme todellinen koetin kivi, uudet sään, ensimmäiset säännöt, jotka koskevat turvapaikkajärjestelmää, kehitettiin 20 vuotta sitten. Miltei 20 vuotta on nyt kulunut ja järjestelmä pohjautuu edelleen ensimmäisen tulovaltion periaatteeseen. Ja toivon todella, että Cecilia Wikström kykenee tässä astumaan askeleen eteenpäin. Meillä on erittäin matala prosessi- ja harmonisointiaste ja meillä puuttuu solidaarisuutta. Itse asiassa kyse ei ole muusta kuin 28 jäsenvaltion järjestelmien summasta. Meidän on ehdottomasti onnistuttava tällä kertaa. Edellinen kerta, kun turvapaikkajärjestelmä uudistettiin, oli vuoden 2015 puolivälissä, mutta ne eivät ole koskaan oikeasti olleet käytössä. Ja tämä epäkoordinoitu järjestelmä koordinoitiin erittäin huterolta pohjalta ja siksi se on romahtanut. Monet maat, mukaan lukien minun maani Slovenia nyt, eristäytyvät ja solidaarisuus, jota nyt niin kovasti puhutaan, ja monilla on nyt vaikeuksia edes toistaa koko sanaa, on asia, joka on ryhtynyt nakertamaan eurooppalaista integreettiä. Eurooppalainen budjetti pohjautuu solidaarisuuteen, jos katsotaan sitä. Suurin osa kohesiorahastoista, niin tuotot menevät unionin itäpuolelle. Ja nämäkin maat pyrkivät nyt nakertamaan solidaarisuuttamme. Minusta meidän tulisi selkeästi tuomita ne, jotka eivät halua hyväksyä kaikkia eurooppalaisia sääntöjä. Euroopan kansalaiset tänä päivänä odottavat meiltä paljon enemmän. Jos katsotaan viimeisimpiä eurobarometritietoja ja sitä, mitkä ovat tulokset turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan suhteen, niin ihmiset odottavat meiltä ratkaisuja. Kun luonnostelin tätä mietintöä, pohjasin työn niin erilaisiin kokoontumisen komission, kansalaisjärjestöjen, jäsenvaltioiden kanssa, otin huomioon parhaat käytännöt, jotka ovat tänä päivänä saatavana. Se valtava kokemusmäärä, joka jäsenvaltiolla on, ja toivon todellakin, että kykenen sitten samanaikaiseksi myös tärkeitä lopputuloksia. Ensinnäkin haluaisin meidän tarjoavan tasapainoisemman taakajakomekanismin ennakoitavassa olevan ympäristön Euroopan unioniin ja haluaisimme tarjota myös nopean kotoutumisen niin, että maahanmuuttajat voivat olla mukana yhteiskunnassamme eivätkä edusta sille taakkaa. Tämä turvapaikka järjestelmän uudistus on uudistus, jota täytyy käyttää siihen, että sääntöjä voidaan uudistaa alhaalta ylöspäin, ei päinvastoin, kuten komissio ehdottaa. Ja siitä syystä päätös asetukseksi on tässä erittäin tervetullut. Ja minun mielestäni meidän täytyy pyrkiä kaikkiin sellaisiin tavoitteisiin, johon tällä tähdätään. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että säännöt uudistetaan tällä kertaa. Muutama elementti tästä mietinnöstä, niin pyrin keskittymään niihin oleellisiin muutoksiin, joita ehdotan. Pääasiallinen tavoitteeni on se, että otamme huomioon parhaat käytännöt jäsenvaltioissa. Meidän tulee luopua pitkistä ja monimutkaisista prosesseista. Sen sijaan tulee rohkaista kotoutumiseen ja yhdenmukaistaa prosesseja kautta Euroopan unionin mahdollisimman pitkälti. Toinen tavoite on luonnollisesti se, että EU-kansalaisten suhteen toteutuu tasaveroinen kohtelu, kuten myöskin täytyy ottaa huomioon tuomioistuimen ja Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen päätökset, jotka koskevat syrjimättömyyttä. Ensinnäkin se, että suojelun ja pakolaisaseman yhdenmukaistaminen on tärkeää oleskelun pituuden suhteen. Ehdotan, että kaikki henkilöt, pakolaiset ja ne, jotka saavat toisesta suojaa, saisivat oleskeluluvan välittömästi viideksi vuodeksi sen sijaan, että se olisi 3 plus 1, mitä komissio odottaa. Miksi? Siksi, että riippumatta henkilön asemasta, suojelun tarve jää samaksi. Sekä pituus että soveltamisala on aivan sama ja ei ole mitään syyhyn, syytä siihen, että ne, jotka ovat oikeutettuja suo, suojan, saisivat vähemmän sosiaalisia oikeuksia. Tällainen yhdenmukainen asema neljä tai viisi vuotta on tämänhetkistä käytäntöä jäsenvaltioissa. Kuudessa sellaisessa 14 on ainakin viisi vuotta, joten minusta tässä suhteessa voidaan olla tavoitteellisempia kuin mitä komission ehdotuksessa ollaan. Viiden vuoden ajanjaksoita ehdotan molemmille statuksille mahdollistaa myös sen, että on riittävästi mahdollisuuksia kotouttaa ihmisiä, estetään sekundaarisia liikkeitä ja viiden vuoden oleskon jälkeen pakkolainen voi saada sitten pitkäaikaisoleskeluluvan. Samanaikaisesti tämä vähentää hallinnoista taakkaa ja kustannuksilta asiasta aiheutuu jäsenvaltiolle. Kun tarkastellaan sitä kansainvälisen suojelun statuksen uudistusta, minusta meidän tulisi olla joustavia. Tämä tulisi olla vaihtoehto, vapaaehtoista, kun jäsenvaltiot ovat äh, huomioineet, että se on tarpeen. Ja jos tilanne alkuperämaassa muuttuu voimakkaasti, nämä tulisi ottaa huomioon. Komissio ehdottaa tarkistusta kolmen tai yhden vuoden jälkeen. Minä ehdotan vapaaehtoista tarkistusta. Eli taakka siirtyisi näin pois toimivaltaisilta viranomaisilta, koska komissio ei millään tavalla – todista sitä, että pakollinen tarkistus olisi tarpeen. Jäsenvaltioiden järjestelmät osoittavat myös aivan päinvastoista. Kansainvälisen suojan ta- järjestelmän tarkastelu on tehotonta ja se on valtava taakka viranomaisille. Sitten kun puhutaan sisäisestä suojasta, sisäisen suojan käsite on erittäin kyseenalainen. Se voisi mahdollisesti olla erittäin arveluttava siinä mielessä, että komissio ehdottaa lisäarviota sen jälkeen, kun maa on päättänyt, että hakija voi saada suojaa unionissa. Tällainen päätös mahdollisesta sisäistä suojasta pitäisi olla vapaaehtoinen. Kyseessä on käsite, jota ei edes tunnisteta kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi tämän arvion täytyy olla tärkeä osa koko hakuprosessia. Se ei voi olla yksilön päätettävissä. Toinen tärkeä muutos koskee pitkän aikavälin oleskelulupien direktiiviä. Siinä sanotaan, että jos henkilö voi saada pitkäaikaisen oleskeluluvan jäsenvaltion, jos he ovat olleet täällä laillisesti ainakin viisi vuotta. Vuonna 2011 direktiiviä laajennettiin soveltamisalaltaan ja sitä sovellettiin myös kansainvälisen suojelun henkilöt, joilla oli oikeus kansainvälisen suojun, Mutta vasta siitä päivästä lähtien, kun kansainvälinen suoja myönnettiin. Minä ehdotan, että viiden vuoden ajanjakso alkaa juosta siitä päivästä, kun henkilö hakee kansainvälistä suojaa. Eli kun, siitä hetkestä, kun prosessi alkaa. Me tiedämme, että nämä prosessit jossain jäsenvaltiossa voivat kestää useita vuosia, enkä näe mitään syytä sille, miksi tämä aika menisi hukkaan hakijalta. Miksi sen pitäisi, ajan pitäisi ryhtyä juoksemaan vasta sitten, kun tuo status on myönnetty. Ja toinen uudistus, mielestäni myös erittäin tärkeä, on se, että ehdotan, että laajennamme toissijaisen suojelun soveltamisalaa koskemaan myös niitä, jotka pakenevat kotimaastaan luonnonkatastrofien tai ihmisen aiheuttamien katastrofien seurauksena. Meillä oli tällainen lauseke jo aiemmin, mutta mielestäni on tärkeää, että avataan nämä asiat ja pyritään ottamaan ne mukaan lainsäädäntöön. Kun ihminen pakenee kotimaastaan ympäristökatastrofin seurauksena ilmastonmuutoksen ihmisten aiheuttamien katastrofien seurauksena. Ihmiset, jotka tarvitsevat suojaa näistä syistä, pitäisi myöskin sisällyttää tähän. Ja ympäristöpakolaiset olisi sellainen termi, jota voitaisiin käyttää tässä mielessä, varsinkin kun henkilöt eivät löydä suojaa muualta, erityisesti alkuperämaastaan. Toiseksi sitten perhe, määritelmä. Kaikki pohdimme sitä, millä tavalla perhemääritelmää tulee laajentaa. Se on myöskin uudistuksen keskiössä. Ja tämä on Dublinin asetuksen mukaista. Minusta sen perhettä tulisi laajentaa sisältämään sisaret ja veljet. On tärkeää saada yksi yksittäinen perhemääritelmä eri lainsäädäntöehdotuksissa. Turvapaikkakysymyksissä meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja laajentaa perheen käsitystä perhekäsitettä ja poistaa kaikki mahdolliset juridiset porsareijat. Nämä siis mietintöni pääelementit, hyvät kollegat. Pyrin katsomaan tulevaisuuteen, pyrin olemaan edistysmielinen ja kunnianhimoinen. Haluan kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Jään odottelemaan tarkistuksia, muita ehdotuksia ja todellakin uskon, että turvapaikka-uudistus, jota nyt kehittelemme, on asia, josta Euroopan unioni on riippuvainen. Toivottavasti Eurooppa ja humanitaariseksi mantereeksi ja voimme sen tähän sisällyttää. Kiitoksia. Puheenjohtaja. Kiitoksia Tanja. Beginning with the... ja. ja seuraavaksi Mussolini EPPstä. Kiitos puheenjohtaja. Minä toivon, sitä, että ne tarkistukset, joita parlamentti ja sen enemmistö pitää parannuksena, voitaisiin ottaa mukaan, koska me tarvitsemme yhteisiä seikkoja näihin eri direktiiveihin ja asetuksiin, jotka ovat mukana tässä ehdotuksessa. Kysehän on hyvin tärkeästä hankkeesta. Aivan lyhyesti haluaisin käsitellä sitä käsittelyä, jonka nyt tässä esittelijä meille esitteli. Tämähän liittyy myös edelliseen aiheeseen, Wikströmin Dublin-aiheeseen. Kyse on menettelytavoista. Yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen näissä menettelyissä ja se, että ei aiheuteta liiallista taakkaa hallinnollisesti ja byrokraattisesti jäsenvaltioissa. Eli Tämä nostaa esille myös laittomuuden, jota vastaan meidän tulee taistella tässä komission ehdotuksen ajattelutavassa. Italia ja monet muut jäsenvaltiot, joita esitteli tässä mainitsi, niitä oli 14 yhteensä ja olisi tämä viiden vuoden määräaika silloin, kun kyse on suojeluasemasta toissijaisessa suojelussa. Miksi näin? Jos me määrittelemme tällaiset määräajat, niin sitten on myös mahdollisuus, että henkilö palaa ikään kuin laittomuuteen, palaa järjestelmän ulottumattomuuteen tiettyjen pakolaisten osalta, jotka ovat voineet saada tätä toissijaista suojelua, kansainvälistä suojelua. Eli tämä on ongelma. Me olemme periaatteessa samaa mieltä siitä, että aikatauluja harmonisoidaan, kun suojeluasema määritellään. Kyse on myös siitä, että tämä olisi vaihtoehtoinen, vapaaehtoinen uudelleen tarkastelu. Sitten taas kun kyse on perheen käsitteestä ja hakijasta, joka voi esittää pyynnön siitä, että huomioitaisiin myös ilmastopakolaiset. Tässä kyllä, jos palataan komission tekstiehdotukseen, niin aikataulu kyllä pidentyy ja sitten me emme huomioi niitä, jotka todella pakenevat esimerkiksi sotaa tai joilla on sellaisia hakemuksia, jotka pohjautuvat humanitaarisille syille. Toisaalta täytyy muistaa pakolaisasema ja toisaalta toissijaisen suojelun tarpeen pohjalta annettu asema. Sitten esittelijä pohti tilannetta myös jatkossa, kun määrittelemme perhettä – tässä en lähde kaikkia näitä luettelemaan, mutta ne voivat olla ongelmallisia määritelmiä. Muistutan, että kaikissa laeissa ja tässä tapauksessa asetuksessa, mitä pidemmälle me menemme eh, siinä, että täsmennetään, määritellään, niin jätämme sitten muita tapauksia ulkopuolelle, jotka voisivat eh, tulla kyseeseen, jos annettaisiin perheen eh, laajempia määritelmiä. Eli tavallaan mitä tarkemmin määrittelemme, niin eh, sitä enemmän sitä jätämme ulkopuolelle. Kun määritellään tiettyjä haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, niin se voi sitten kääntyä syrjinnäksi tämän kokonaisuuden sisällä. Eli tämä täytyy muistaa ja ottaa arvioitavaksi. Minun mielestäni tärkeää on se, että kun perhe määritellään tai ydinperhe määritellään, joko siellä alkuperämaassa tai sitten siirtymämaissa, niin tämä on aivan oikein. Eli me katsomme, että perhe täytyy tällä tavalla määritellä. No sitten, miten perhe koostuu siinä valtiossa, jossa hakemus esitetään, niin tämä voi olla ongelmallinen tilanne. Voi olla, että syntyy aivan konkreettinen riski siitä, että on tällaisia valeavioliittoja. Hyvin tärkeää on, onko kaikki ok? No niin, tämä on ihan viimeinen, viimeinen asia. Eli voi olla kyse myös alaikäisestä, joka on kuitenkin naimisissa, eli tämmöinenkin tilanne täytyy ottaa huomioon. And I don't like to cut short. Tämä on hyvin mutkikas kysymys on siitä, että ministeri on tulossa kello 11.15, joten hän on täällä 45 minuuttia. Haluan, että hänen puheenvuorossa pääsee alkamaan aivan aikataulun mukaisesti. No. on jotain aivan kummallista tulkkausta korviin, niin se ei, ei ollut englanniksi, en tiedä millä kielellä, mutta se oli aika outoa jokin baltian kieli. No, in fact it's Dutch. Ei vaan, se onkin hollantia. Anteeksi vaan nyt, herra Nederlands. Tämä on ollut niin kuin Sofi puhui, hukkasin minuutin tässä. No niin, nyt Alden puolesta Rova Mlinar. Cecilia, you going to... Vai Cecilia, oletko sinä? Hold hetkinen, hetkinen. ECR pitäisi olla ensin Pyydän anteeksi. Joten herra Hallaho, pyydän anteeksi. Vilpittömät. Siis ECR-ryhmän puolesta herra Hallaho on varjoesittelijä. The ECR Kiitos puheenjohtaja. Periaatteessa tervehdimme tätä lainsäädäntöä ja tähän liittyvää ehdotusta ja tähän liittyviä esityksiä, jotka merkitsevät, että yhdenmukaistetaan turvapaikkamenettelyjä ja vastaanotolosuhteita jäsenvaltioissa. Tämä turvapaikka soppailu ja tois, toisaalta se siirrot ovat, ovat uskottavuovia tekijöitä meidän turvakerrastussamme. Tästä on turvakerrastumasta on tullut tällaisen taloudellisen maahanmuuton kanaali, kanava, ja tässä meidän ei pitäisi olla mitenkään naiveja. Monet ihmiset pakenevat yleisiä maansa olosuhteita sen sijaan, että he pakenisivat vainoa, joka perustuu uskontoon, rotuun tai poliittiseen mielipiteeseen. On välttämätöntä ja olennaista lisätä houkuttimia turvapaikanhakijoille pelatta sääntöjen mukaan ja on vahvistettava rangaistuksia, jos näin ei tehdä. On tärkeää pyrkiä eh, välttämään sitä, että ne, jotka eivät tarvitse suojella väärinkäyttäisivät turvapaikajärjestelmää. ECR on sen puolesta, että harmonisoidaan kansallisia järjestelmiä ja lainsäädäntöasetus on oikea tapa toimia eh, tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Harmonisoinnin ei pitäisi merkittää yhteisiä tiukkoja lakeja, jossa julkinta ovat tulkintamme mukaista, jossa on vähimmäisstandardit sen sijaan, että olisi yleisiä sääntöjä, liberaalia tulkintaa ja maksimaaliset standardit sääntöjen tulisi lannista, ei rohkaista mahdollisia maahanmuuttajia tulemaan Eurooppaan. Mitä sitten tulee tähän Rova Fajonin mietintöluonnokseen? Monet tarkistukset meidän mielestämme eivät paranna komission esitystä, vaan itse asiassa ovat asetuksen tavoitteiden vastaisia. Ne vähentävät velvoitteita ja lisäävät hakijoiden oikeuksia samaan aikaan kuin ne rajoittavat mahdollisuuksia, joita viranomaisilla on. Me emme esimerkiksi voi tukea sitä, että olisi ilmastopakolaisia tai että lainettaisiin omaisten perheenjäsenen käsitettä tai että poistettaisiin vaatimus siitä, että hakijan täytyy mahdollisimman varressa vaiheessa hakea turvapaikkaa tai ja että pidettäisiin oleskeluluvan piden, olemaan voimassa aikaa eh, turvapaikan saaneiden ja toissijaisen suojelun saaneiden osalta. Kansainvälisen suojelun tulisi aina olla sellaista, että sen oletettaisiin olevan tilapäistä. Suojelun saajien voidaan olettaa palaava kotimaansa mahdollisimman pikaisesti, etenkin jos on niin, että he eivät osata mitään merkkejä eh, kotoutumisesta käyttäen merkittäviä kriteerejä. Meidän mielestä toissijaista suojelua pitäisi antaa vain vuodeksi kerrallaan ja että suojelun tarve pitäisi arvioida jokaista uusimista ennen. Ja tällaisen arvioinnin tulisi olla pakollinen kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitos. Very much and just... Kiitos. Meillä ei ollut merkitty tähän, tässä asiassa ECRn varjoesittelijää, mutta korjaan tämän itse. Nyt Alderyhmän puolesta Rova Wikström. Kiitos oikein paljon. Kun puhun kollegani Angelika Mlinnarin nimissä, hän ei valitettavasti tänne tänään päässyt. Hän haluaisi kiittää esittelijää loistotyöstä, kuten aina. Hän uskoo, että mietintön luonnos vahvistaa ja parantaa komission ehdotusta ja näin kulkee oikeaan suuntaan. Hän pitää erityisen hyvänä esittelijän lähestymistapaa, jossa halutaan suojelu liittää kotouttamiseen toisin kuin mitä juuri on sanottu, se, että ilmastonmuutos otetaan huomioon perustelun syynä ja se, että harmonisoidaan pakolaisasema ja toissijainen suojelu. Otan huomioon kannat kansainvälistä suojelusta ja tässä pitäisi olla kannustava eikä rankaiseva lähestymistapa. Joitain muutoksia hän kuitenkin toivoisi tähän ehdotukseen. Esimerkiksi hän on sitä mieltä, että perheen yhdistämismahdollisuuksia pitäisi laajentaa. Ei niinkään, että lähdetään sanktioihin eikä kannustimiin. Ja lopulta tänne hän mielellään tekee yhteistyötä. Siitä tulee varmasti hedelmällistä myös tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos Cecilia ja nyt QE-ryhmän puolesta varjoesittelijä Barbara Spinelli. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä arvostan sitä oikeudellista täsmällisyyttä, jolla tämä mietintö on laadittu, ja erityisesti sitä tiukkuutta, täsmällisyyttä, joka pätee tiettyihin argumentteihin, joita esittelee käyttöön. Kyse on siis pyrkimyksestä uusia syvällisesti järjestelmää. Tanja korosti aivan oikein sitä, että vaara harmonisoinnista alaspäin, huonompaan suuntaan on vaarana. Harmonia tässä kauniina sanana voisi joutua vaaraan. Eli kyse on siitä, että järjestelmää heikennetään. Kun määritellään suojeluasema ja ne oikeudet, joita myönnetään esimerkiksi toissijaisen suojelun periaatteen pohjalta pakolaiselle ja se, että mahdollisimman pitkälti pitäisi turvapaikkapäätökset keskinäisesti tunnustaa. Tähän liittyy ehdoton kielto näille käännytyksille jäsenvaltioiden välillä. Kyseeseen voivat tulla myös hyvin pitkään jossakin jäsenvaltiossa oleskelleet henkilöt. Minä haluaisin vahvistaa tiettyjä seikkoja. Tanja on tehnyt tarkistuksia, joissa halutaan vahvistaa tiettyjä seikkoja. Tekisin näitä myös joitakin lisää. Tuon esille niistä muutamia. Ensinnäkin ilmastopakolaisen aseman määrittely. Minä olen tyytyväinen, että tämä on hyvin painokkaasti tuotu esille. Minä ehdotan, että täsmennettäisiin sitä, mitä tällainen ympäristötuho voisi merkitä. Mitkä ovat sellaiset tuhot, jotka voisivat tulla kyseeseen? Kyse on ihmisen toiminnasta ja myös länsimaisesta politiikasta ja sen vaikutuksesta. Esimerkiksi tämä maan rohmuaminen, viljelymaan rohmuaminen, joka on jo vaikuttanut esimerkiksi aavikoitumiseen äh, monissa Aasian ja Afrikan maissa. Meidän tulisi kaikkien yhdessä pohtia näitä kysymyksiä ja todella pyydän kollegoita EPPssä ja ECRssä pohtimaan tätä aihealuetta. Tämä on uusi aihe, uusi kysymys, jossa on äärimmäisen tärkeää löytää meidän keskuudestamme yhteinen näkemys. Ja toinen seikka, jota haluaisin vielä syventää, on oleskeluluvan kesto. Tätä haluaisin mahdollisesti pidentää. Ehdotan, että pidennettäisiin myös, tai laajennettaisiin myös perheenjäsenten määritelmää silloin, kun kyse on perheyhdistämisestä. Tässäkin olisi mielenkiintoista omassa piirissämme keskustella. Kollega Mussolini haluaisi todeta, että ymmärrän kyllä tämän argumentoinnin niin, että mitä pidemmälle määritellään, niin sitä suurempi vaara on jättää eh, joitakin ulkopuolelle. Mutta pitää myös paikkansa se, että eh, toissijaisen suojelun käsite on syntynyt juuri sen takia, että olisi eh, lisämääritelmiä ja näin on pystytty ottamaan mukaan useampia kuin sulkemaan ulos. Ja ehdottaisin, että pidennettäisiin myös tätä niin sanottua armonaikaa, joka myönnetään niille, joiden oleskelulupaa ei ole uusittu tai se on evätty. Ja sitten se myönnytys, joka tehdään tässä mietinnössä, Tanjan mietinnössä, niin että kolme kuukautta voi olla Euroopan alueella, kun yrittää saada toisenlaisen äh, laillisen viisumin. Minusta tämä on aika lailla mitätön, vaatimaton ehdotus, kun ajatellaan, kuinka vaikeassa tilanteessa nämä henkilöt ovat. Ja sitten vain kolmessa kuukaudessa pitäisi pyrkiä saamaan uusi viisumi. Kiitoksia. Thank you very much, Barbara. Kiitos, Barbara. Vihreiden puolesta Jean Lambert. Thank you and... Kiitos. Kiitos Tanja Fajonille myös. Hän on tehnyt hyvin perusteellista työtä. Suurilta osin ryhmä voi mielellään tukea tätä ehdotusta. Puhun myös henkilönä, joka oli parlamentin esittelijä, kun uudelleen laadinta hoidettiin viime kerralla. Olen oikein iloinen, että tällä kertaa, ensimmäistä kertaa, ikinä parlamentti onnistuu saamaan lainsäädäntö äänensä kuuluviin sisäisestä suojelusta ja kansalaisen järjestöjen roolista suojelijana valtioiden sisällä. Joten pidän hyvänä näitä tarkistuksia. Toiseksi haluaisin kommentoida tätä asetusasiaa. Tämä luonnetta asetuksena. Jos tämä asetukseksi tulee, ja kuten sanottiin, muutkin sanoivat, että tässä nyt säädetään alaspäin – olemme jo vähän huolestuneita siitä. Kysyisin vielä komissiolta, olisiko direktiivi vielä paikallaan vai tarvitaanko todella asetus? Osittain on jo kommentoitukin näitä kysymyksiä, siis realiteetteja, siitä minkälaiset realiteetit jäsenvaltioissa ovat tällä hetkellä. Ajatus siitä, että määritetään asema vuosi vuodelta – Tämä on ihan byrokraattinen painajainen, kun katsotaan, miten kauan menee tämän ensimmäisen määrittelyn toteuttamiseen. Siksi tämä taakka, joka kohdistuu jäsenvaltioihin, pitäisi nyt ottaa huomioon. Ja jos ajatellaan henkilöä, joka saa kansainvälistä suojelua hänen perhettään, niin eh, kyllähän me myös tiedämme, että tämä saattaa haitata henkistä hyvinvointia – ja on täysin ristiriidassa kotouttamisen kanssa. Jos ei tiedetä, mikä asema on vuoden kuluttua, niin miksi ihmeessä lähtisi mukaan kotouttamistoimiin? Suoraan sanottuna kukaan työnantaja tai ainakaan useimmat työnantajat eivät tällaista ihmistä palkkaisi, koska ei tiedä, onko kyllä vielä maassa vuoden kuluttua. Tässä pitäisi selkeästi sanoa, että jos haluamme, että ihmiset saavat jonkinlaista vakautta elämäänsä – ja jäsenvaltiot myös saisivat jonkinlaista vakautta järjestelmäänsä, niin silloin nämä pakolliset säännönmukaiset uudelleen tarkastelut eivät ole mitenkään hyvä asia. Ja tämä kai noudattaa myös sitä, mitä aikaisemmin komission esittänyt tästä aseman määrittelemisestä. Ja parlamentti oli siinä samoilla kannoilla. Tässähän voi olla statuksen aseman ero. Ei tässä välttämättä puhuta suojelun tarpeesta. Tässä pitää kyllä puhua nyt hyvin selkeästi. Ja toisiainen suojelu ei tarkoita sitä, että on vielä ihmeellisempi ihminen siinä mielessä, että selviää vielä vähemmällä tulolla tai ruoalla tai mistä sitten onkaan kyse. Eli pidämme oikein hyvänä niitä kantoja, joita on esitetty siitä, että nämä asemat määriteltäisiin samantapaisesti. Ja siitä, mitä sanottiin oliskeluluvista, ja sitten, ettei lähdettäisi säännönmukaiseen aseman uudelleen määrittelemiseen. On muitakin aloja, mutta tiedän, että meillä on aikaa hyvin vähän. Tässä olisivat meille keskeisimmät huolenaiheet. Ja ihan lyhyesti vielä. Mekin pidämme hyvänä sitä, että katsotaan uudestaan tuota perheen määritelmää ja sitä, miten laaja on se ryhmä, joka tarvitsee suojelua ilmastopakolaisuuden muodossa. Ähm. Kiitos Jane. EFDDn varjoesittelijä on herra Castaldo, mutta en näe häntä salissa. No niin, joten meillä on aikaa vielä komissiolle antaa puheenvuoro komissiolta ehkä vielä lyhyt puheenvuoro. Uh, well, also on, on this point too. Niin, tässäkin asiassa sanomme, että pidämme, pidämme hyvänä tätä Vintulosta se ottaa huomioon sen, että komissio pyrkii tässä lainpaan harmonisoitiin kaksi erityistä asiaa, jotka liittyvät siihen, että tulisi tällaisen yhdenmukaisempaa tunnustamis astumassa astetta valtioissa ja että aina pyrittäisiin mahdollisimman, pyrkimään siihen mahdollisimman vähässä määrin saataisiin aika tuloksia silloin, kun on kriisitilanne. Ja mitä tulee sitten siihen, että on jotakin tarkistuksia, jotka menevät siihen suuntaan, että olisi tällaisia optionaalisia lausekkeita, jotka ovat näiden äh, tavoitteiden vastaisia. Ennen kaikkea tulee tähän statuksen arviointiin ja sisäisen suojelun säädöksiin, ne ovat hyvin tärkeitä meidän jälkimmäiset menomaan se, että pyritään tällaiseen yhdenmukaiseen tunnustamisten määrään. Sitten on muitakin juridisia kysymyksiä, joita olisimme keskustella hiukan yksityiskohtaisemmin, jotka liittyvät siihen, että voidaan evätä oikeus ja tämä status voidaan palauttaa ja että laajennetaan perustaa eh, toisiaiselle suojelulle. Tämä voisi myös sisältää sellaiset eh, mitä jos tässä voisi mukana myöskin ihmistä aiheuttamat katastrofit, tämä on hiukan epäilevämpiä. Eh, Unioni pyrkii toimimaan naisen aloitteiden, YK-aloitteiden ja muita kautta toimimaan tällaisten henkilöiden tukemiseksi näiden kriisien tapauksessa, joten tässä oli tarvetta tämän suojelun laajentamiseen. Sitten vielä lopuksi, että pidämme hyvänä sitä vahvistettaisiin sitä, että osataisiin, olisi saatavilla tällaisia integratiivisia toimenpiteitä ja pidämme tätä esitystä myös hyvänä. Kiitos. Ja nyt takaisin Tanjalle puheenvuoro, joka voi vetää yhteen keskustelua. Kiitos kollegat. Ehkä ihan lyhyesti vain ensikommentit, reaktiot komission puheenvuoron. Että nyt aika on kypsä. Me olemme kuulleet tämän monta kertaa. No kyllä, aina on oikea aika ehkä tehdä ehdotuksia, eli mitenköhän tämä perustelee nyt tätä ehdotusta erityisesti. Muuten haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat tähän erittäin hyödylliseen ensimmäisen keskusteluun. Totta kai otan huomioon kaikki ehdotukset ja kiittäisin myös tuesta. Tämä antaa vähän käsitystä siitä, mihin suuntaan voimme lähteä kulkemaan oikeaan suuntaan käsittääkseni. Päätavoitteeni, joka on yhteinen muutaman kollegan kanssa, on tietenkin se, että ihmiset, jotka tulevat Eurooppaan ja tarvitsevat kansainvälistä suojelua, tarvitsevat tällaisen aseman, todella saavat jonkinlaista vakautta elämäänsä. Ja siksi pyrin todella lähentämään molempia näitä asemia, jatkamaan näitä määräaikoja, niin ettei voida rankaisevia keinoja toteuttaa, vaan todella edistää kotouttamista yhteiskuntaan. Tämä on ratkaisevan tärkeää myös, kun puhutaan perheiden yhdistämisestä. Tämän suuntaisesti aion tehdä työtä mielelläni otan vastaan tarkistuksia ja käyn lisäkeskusteluita myös komission ja neuvoston kanssa. Toivottavasti voimme kunnianhimoisesti tehdä tätä yhteistyötä. Kiitos. Kiitos Tania. tämä on hyvin tärkeä asia. Tämä on osa tätä uudistusta. Kiitos esityksestä ja kiitos myöskin varjoesittelijöille heidän puheenvuoroistaan. Kiitoksia kovasti. Määräaikat tarkistuksille on 24. maaliskuuta. Kiitoksia kollegat. Ministeri on tulossa. Meillä oli vain 45 minuuttia tähän. Meillä on vain 45 minuuttia tähän tapaamiseen ja hän on tulossa, joten voimme aloittaa ehkä 10 yli 11 minuuttia. Saamme lisää 5 minuuttia aikaa, mistä varmasti voi olla hyötyä. Aloitamme siis noin kello 11.10, mutta älkää lähtökö pois. Tiedän, että, että oli lähdössä pois, mutta älkää kuitenkaan lähtökö. Eh, niin, aloitamme siis kello 11.10. It just gives us an extra few minutes. Saamme tässä muutaman minuutin lisäaikaa. Älkää tulko siis takaisin 15 yli vai on jo 10 yli. Colleagues, take your seats now, please. Kollegat, pyytäisin istuutua. Thank you, colleagues. Um... Kiitos kollegat. Tiedän, että monet lähtevät pyytämään puheenvuoroa ja pyydän siis osoittamaan, että pyydätte puheenvuoroa. On hienoa, että Joannis Musulas on täällä. Hän ei ole ensimmäistä kertaa täällä. Hän on ihan mielellään lähtenyt keskustelemaan valiokuntamme kanssa. Hän tietää tietenkin, että olemme keskustelleet omista asioistamme Dublinista ja aseman määrittämisasioista tänä aamuna. Realiteetit ovat kuitenkin toiset. Tämän kaikki tiedämme. Hän tietää, että olemme kiinnostuneita Kreikan tilanteesta ja laajemmin Kreikan tilanteesta syntyvistä kysymyksistä. En käytä sen enempää aikaa, koska tiedän, että hän haluaa itse puhua. Hän puhuu vain noin 10 minuuttia palautuksista ja komission paineesta. Ja tämä liittyy Dublinin kysymyksiin. Hän puhuu kaikista näistä asioista ja teki se niin, että kymmenen minuutin kuluttua kaikki saavat puheenvuoron, mutta pyytäisin puhumaan vain minuutin tai enimmillään kaksi minuuttia. Mutta enempää puheaikaa meillä ei ole, joten pyydän ihan täsmällisiä kysymyksiä. Ja ministeri varmasti puhuu myös ihan maksimissaan 10 minuuttia. Pitämättä puheitta Jannis Musala saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kirjes, kirjivuudestes. Inne ε, Hyvät edustajat, minulle on suuri ilo saada olla täällä teidän luonanne tänään. Ja riippumatta siitä, olemmeko nyt asioista yhtä mieltä vai emme, on itseään selvää, että täällä on olemassa näitä mielipiteitä. Ja aina kun minä olin täällä luonnollisessa ympäristössä, niin aina kun lähden tätä pois, niin tiedän, että kuitenkin nämä mielipiteet, erot ja yksimielisyydet voivat johtaa siihen, että tilanne paranee minun maani kannalta ja pakolaisen kannalta, joten no niin, aikaa minulla oli nyt kovinkaan paljon, mutta minulla on paljon sanottavaa. Ja minusta on mukavampaa Kunnes esitän kysymyksiä, itse voi vastata, joten puhun nopeasti. Eli 2015 250 000 pakolaista kulki Kreikan kautta, eli 10 000 päivää kohti keskimäärin. Kreikassa on sitä eurooppalaista käytössä olisi toivonut, mutta tilanteesta kuitenkin selviydyttiin. Ei tullut mitään epidemioita ja kuolemantapauksia ja katastrofeja ja etenkin on syntynyt ystävällinen tunne kreikkalaisen keskuudessa annettu tukea pakolaisille. Sitten rajojen sulkeminen kaikkialla Euroopassa, jolloin tuo virta putosi 10 250 päivässä. Nyt 60 000 on edelleenkin liittynyt, on Kreikkaan, nyt on tehty sopimus Turkin ja Euroopan unionin välillä. Meillä on Idomeni ja lyhyessä ajassa Idomenin, Idomenin luotiin, sitten se taas purettiin. Sitten luotiin vastaanottopaikkoja ja sitten sanomme, että alussa olosuhteet olivat ollakin erittäin huonot, mutta ne ovat parantuneet päivästä toiseen ja nyt olen kuullut erittäin hyvät ja kahdeksassa kuukaudessa Idomenin lopettamisen jälkeen 50 000 vastaanottopaikkaa luotiin. Me olemme maa, jossa ei ole tällaisia vastaanottopaikkoja. Meillä on hyvin harvoja vastaanot, oli hyvin harvoja vastaanottokeskuksia, kun me alu, tämä toiminta alkoi. Ja kolmessa kuukaudessa Idomenin ö, lopettamisen jälkeen me teimme ennakko allekirjoituksia. Olemme siis tehneet joitakin asioita. Huonot leirit ovat nyt hyviä leirejä meillä. Ei ole pakolaisia, jotka asuisivat nyt teltassa ja joka ei saisi siis sitä, mihin heillä on oikeus, mitään majoituksen, ravintoa, lasten lääkärihoitoa myöskin lapsille ja maailman terveysjärjestö on jopa onnitellut meitä ja lapset jopa käyvät kouluakin nyt. Alaikäiset, jotka tulevat yksin, heitä varten meillä on aluksi 300 paikkaa ja nyt olemme kahdeksan kuukauden sisällä päässeet noin 1400 vastaanottopaikkaan. Ja kesään mennessä, jos ei nyt tule mitään suurta määrän lisäystä, kaikki alaikäiset, jotka ovat yksin, saadaan majoitettua, mutta me ei, siis kuitenkin teemme kaikkemme, minkä voimme. Mitä sitten tulee saariin? Tilanne siellä on todellakin vaikea, se on vaikeutunut. Ei pelkästään ylikansoituksen vuoksi, tämä liittyy myös siihen, että populismi on noussut esille reaktionana, pelkona, kun ne, jotka voisin sanoa, että tilanne on joillakin saarilla todella ikävä, mutta se on kuitenkin myös parantunut. On ollut kolme kuolematapausta Horjassa talvella. Se oli hyvin traagista, mutta on ollut tällaista populismia, joka nyt on sitten loppunut. Jotkut ovat sanoneet, että pakolaiseen tulisi tulla enää saarille, heidän pitäisi vain jatkaa saarilta eteenpäin ja hotellien omistajat eivät halua enää vuokrata hotellejaan, mutta ei ole ollut mitään kommentteja tällaista käyttämistä vastaan. Käyttäytymistä kohdistuu pakolaisiin, mutta sitten oli näitä kuolematapauksia ja sitten tehtiin joitakin myönnytyksiä. Leirit on sitten jälleen kunnostettu. Jos meidän ei onnistu parantaa ilmapiiriä saarilla, niin tulemme päätymään samaan tilanteeseen. Siksi on tärkeää, että tehdään jotakin, on tärkeää, että poliittiset ryhmät, edustajat tekevät jotakin, ja että tämä ilmiö rajoitetaan vain saarille, että saadaan olosuhteet kunnolliseksi. Kysymys onkin siitä, että asetetaan kapasiteettia käyttöön, että, että me saamme huolehtua siitä, että toteutuvat nämä tuvakkapalvelut ja että suojellaan mahdollisimman monia pakolaisia ja maahanmuuttajia. No sitten tulevaisuuden suunnitelmat, niitä tehdään komission pääosaston kanssa yhdessä 2017. Me haluaisimme lisätä paikat asunnoissa 30 000 ja, hmm, ja vuonna 2000, mutta meillä on myöskin museoleirejä 10 000 uutta paikkaa siis kuitenkin asunnoissa. Eikä ne, joilla on oikeus, pakolaiset ja maahanmuuttajat mahdollisimman hmm, hyvin pyrimme tarjoamaan heille majoituksen, joka on ihmisarvoa vastaava. Ja olemme antaneet käteistä myöskin pakolaisille ja olemme antamassa työlupia ja sitten tästä seuraa erilaisia mahdollisuuksia. Viime keskustelussahan me puhuimme Cecilian mietinnöstä. Cecilia mietintö se on erittäin hyvä. Kaikista kohdin en ole sen kanssa yhtä mieltä, mutta Rava Mies Wikströmin mietintö voi todellakin olla hyvä pohja keskustelulle, ja meille se on tärkeää, koska me olemme sitä mieltä, että komission raportit eivät voi olla minkälainen keskustelun perusta. Se tapa, jolla puhutaan todellisesta solidaarisuudesta, niin itse asiassa on kysymys siitä, että solidaarisuutta puuttuu. Ja se tapa, millä Dublinia on käsitelty, osoittaa sen, että täysin riippumatta siitä, mikä on poliittinen näkökanta, niin äh, nämä ei ole sellaisia, joita pantaisiin toimeen. Kysymys on siitä, halutaanko jotakin Kreikassa vai ja halutaanko Italiassa jotain vai kysymys on siitä, että nämä esitykset eivät ole sellaisia, että voitaisiin panna toiminnan romahtavat heti, kun pakolaisvirrat kasvavat. Ja Euroopan parlamentti on lainsäätäjä. Täytyy hyväksyä lainsäädäntöä, jotta ei tulisi sellaisia päätöksiä, jotka kiertävät parlamentin. Nyt vielä sitten olennaisimmat asiat, joista olemme yhtä mieltä, ei välttämättä loppuun näistä teknisistä mielipideeroista lähtien liikenne niistä raporteista, joita olette voineet kuulla. Mä olen sitä mieltä, että on tärkeää, että me saamme aikaan automaattisen menettelyn niin, että joka kerta päätetään uudestaan ja uudestaan ei niin siinähän ei synny tässä nykyjärjestelmässä päätä uudestaan mitään lisäarvoa. Täytyy sanakaan Automatisointi, ja Se merkitsee sitä, että menettelyn pitäisi olla myöskin kvantifioitavissa. Ei saa sekoittaa sitä, onko tilanne nyt sillä tai täällä tai jossakin erilainen. Eikä 150 prosenttia arvona myöskin meidän pitäisi olla alle 100 prosentissa, mutta se on toinen tekninen keskustelu, joka sitten voidaan myöskin käydä. Joo, olipa nyt sitten kysymys mistä valtiosta tahansa, Kreikasta tai Italiasta, tai huomenna kysymys olla Saksasta tai Puolassa tai vaikkapa Unkarista, jos yhden valtion tehtäväksi yksin huolehtia tästä Dublinia edeltävästä ennakkoarviosta, se on asia, joka on mahdoton. Tämä valtio ei voi sitten selvitä. pyrimme samaan aikaan mutta jos nyt nämä virrat taas kasvavat ja meitä meiltä vaaditaan, että teemme sen, mitä Dublin määrittää. Silloin Eurooppa tulee näkemään sen, että Kreikka ei voi tarjota tällaisia turvapaikkapalveluita, ei vastaanottopalveluita. Se tuhoaa Kreikan, se tuhoaa Euroopan ja se luo suuria ongelmia pakolaisille ja maahanmuuttajille. Sama koskee myös Italiaa ja mitä tahansa maata, joka saattaa joutua tähän tilanteeseen. Niin, juridisesti en pysty teille nyt täsmällisemmin kuvaamaan, mutta me emme halua mitään joustavaa solidaarisuutta. Enkä voisi sanoa, että muuta kuin että voisimme myös jonkinlaisen kompromissin, toisenlaisen, siis toisen vaiheen, jota Sisilia haluaa ottaa käyttöön jotakin vastaavaa, mutta jokaisen valtion täytyy vähintään, siis täytyy vähintään ottaa vastaan pakolaisia ja asteittain näitä määriä on kasvatettava. Ja tämä vapaaehtoinen perusta, joka tarjouksella, tällaisella tarjouksella on selvä auttanut Kreikkaa. Meillä on ollut sopimus Euroopan unionin kanssa, ei mikään mielivaltainen. Kolme kertaa vetosimme suojelun lisäämiseksi ja kaiken kaikkiaan olemme saaneet 5 prosenttia niistä tavaroista, joita me pyysimme sen sopimuksen pohjalta, joka meillä on Euroopan unionin kanssa. Ja useimmat vapaaehtoiset tarjouksethan tulivat tietysti jäsenvaltioista, ja tässä haluaisin Saksaa, Alankomaita, Ranskaa, Ruotsia, Portugalia, äh, ehkä mainitsin, kun mainin, että halusin kiittää niitä ja äh, todeta, että tämä ei ollut mikään kaikkien jäsenvaltainen yhteisreaktio. Ja vaikka meillä on erilaisia näkemyksiä, jotka liittyvät ajatellen vaikka Rova Miströmin mietintöä, se on kuitenkin hyvä pohja keskustelulle. Me tulemme tekemään tarkistuksia tähän Sisilian mietintöön. Meillä on näkemysoria, mutta me olemme sitä mieltä, että ajatellen, että meidän täytyy tarttua tähän asiaan kokonaisvaltaisesti, niin me teemme nyt sen, mikä on valtavissa toimia. Me olemme kovasti pyrkineet ponnistelemaan – ja Cecilia on nyt tehnyt tämän, niin, minä henkilökohtaisesti olisi ottaa tunnustusta sille, mitä on tehty, mutta on muutama asia, jotka olisivat pantavissa toimeen, ja sekä voidaan sitten käydä keskustelua. Limme. Enkä halua toittaa tätä, toistaa kaikkea, hän tiedätte tämän kaiken. Siis mitä on tämä flexible solidarity, joustava solidaarisuus? Sehän on tehotonta solidaarisuutta. Ja haluaisin vain nyt odottaa vastauksia ja vastailla sitten kysymyksiin. Thank you very much, Minister. I'm um, going to... Kiitoksia kovasti tästä ja näin. Siirrytään suoraan kollegoiden parin. Pitkä puhujaluettelo ja kun otetaan huomioon, miten tärkeitä kysymyksiä meillä on ja asioita, jotka on otettu esille. Edellisessä keskustelussa haluaisin, että eh, myöskin saataisiin tilaisuus antaa vastauksia, eli rajoitettaisiin puheenvuorot minuuttiin. Aloittaa koordinaattorista edustaja Metsola. Kiitoksia. Ministeri Musalas, kiitoksia myös siitä, että teillä on tällainen avoin informaatiokanava meille. Annatte meille tietoa siitä, mitä teidän maassanne tapahtuu oikea-aikaisesti. Maannehan on nähnyt valtavan maahantulijamäärän viime vuosien aikana. Ja tietysti sanotte, että avainasemassa on solidaarisuus, olemme samaa mieltä. Ja kaikki tämänhetkisten säännöstöjen uudistukset joutuvat ottamaan tämän lähtökohtaisesti huomioon. Puhumme näistä asioista jo eilen jonkun verran, mutta jos voisitte hieman vielä kertoa näistä tämänhetkisistä maahantulon luvuista ja minkä verran palautetaan EU-Turkisopimuksen nojalla Olemme myös tietoisia tästä, olemme tietoisia siis, olen EOSO kanssa puhunut asiasta varoista, että teidän hallitukselle ne on myönnetty, että voitaisiin auttaa äh, turvapaikkahakemusten prosessoinnissa. Jos voisitte hieman kertoa meille, mitä tässä suhteessa on tapahtumassa, ja sanoisitteko, että nämä voimavarat, joita teillä on, ovatko ne oikeasuhtaisia suhteessa niihin haasteisiin, joita teillä on saarella tai mantereella. Joudumme siirtymään huippukokoukseen muutaman minuutin kuluttua, mutta jään kuuntelemaan teitä vasta- teidän vastaustanne, e, koska nämä kommentithan välitetään e, verkosta. Kiitoksia edustaja Sipol seuraavana SD-ryhmästä. Thank you once. Kiitos oikein paljon. Kiitos jälleen kerran ministerille joka aina mielellään tulee valiokuntaan kertomaan tilanteen muutoksista Kreikassa. Monet no kollegat haluavat käyttää varmasti puheenvuoron, siksi keskityn kysymykseen tai kahteen. Ensinnäkin, kun ajatellaan kaikkea Kreikkaan kohdistunutta painetta, niin todella hienoa, että aluksi puhuitte siitä, että kyse ei ole ainoastaan siitä, että teillä on niin suurista pakolaismääristä kyse, vaan että viime vuosina tilanteet ja haasteet ovat muuttuneet muillakin aloilla ajatellen Turkin sopimusta ja muita asioita. Yhä uudestaan siis uusia tehtäviä, joihin joutui valmistautumaan. Tämän sanottua niin haluaisin muistuttaa siitä, että tietyltä osin Kreikka edelleen on säästötoimien alla. Minun kysymykseni kuuluisi, että kun niin monia haasteita on edessänne maassa, erityisesti saarialueilla tällä hetkellä. Mitä tukea Euroopan virastot teille antavat? Ja mitä tukea saatte jäsenvaltioista tällä hetkellä? Koska olen ihan samaa mieltä siitä, että se, että puhutaan joustavasta solidaarisuudesta, on vielä älyttömämpää, kun jotkut jäsenvaltiot eivät anna mitään. Saatteko jotain tukea teknisen välineistön muodossa henkilöstön tai rahan? Ja lopulta, jos tarvitsette oman hallintoonne enemmän henkilöstöä turvapaikkaan käsittelyihin, tuomareita ja lakimiehiä, onko teillä mahdollisuus ensin määritellä, mitä henkilöstöä tarvitsette ja onko jotain rajoituksia säästötarpeiden takia siihen, että uutta henkilöstöä ei voida etsiä? Kiitoksia, Brigit. ESR, Marias, puhutteko te ESRn puolesta? Υπουργέ, tervetuloa ministeri tänne vielä kerran Euroopan parlamenttiin. Haluaisin sanoa jotain Egänen saarista – 16 500 laitonta siirtolaista, tällä hetkellä pakolaista. Tunnette tilanteen. Työsellä Samoksella Lesboksella kävin muutama kuukausi sitten ja tiedän näistä ongelmista, joita saarilla on. Tämä ei liity nyt mitenkään populismiin, että tämä todetaan, koska täten asukkaathan itse – ovat ottaneet vastaan vuonna 2015-2016 suuret määrät. Nyt ihmiset eivät tätä enää hyväksy, kuten tiedätte. Ihmiset eivät enää hyväksy EUn tulkintaa ja teidän tulkintanne myös. Sanoitte, että EUn Turkin sopimus kieltää sen, että jotkut näistä uusista tulijoista – siirretään Kreikan mantereen. Haluaisin nyt ihan sanatarkasti tietää, mihin kohtaan tämä nyt tukeutuu tämä ajatus. Ei tätä ole kirjallisesti missään mielestäni löydettävissä ja haluaisin tehdä vielä ehdotuksen. Ja se lähtee liikkeelle myös Avramopolisin antamista vastauksista. 40 prosenttia ainakin ihmisistä, jotka ovat jumissa siellä saarilla, ovat alaikäisiä, silloin tarpeessa olevia. Miksi näitä ihmisiä ei voitaisi ensin siirtää mantereelle? 16 500 henkilöä siis, jotka ovat jumissa siellä ainakin vähintään. Näin saataisiin ainakin 7000 mantereelle. Tilanne on siellä heikko. Morjen myös. Siellä asukkaat ja asukkaiden edustajat Heitä on kutsuttu, minä olen kutsunut heitä tänne. Ja täälläkin järjestetään tilaisuus 27. päivä maaliskuuta. Voitte itsekin tulla silloin. Voimme käydä vuoropuhelua silloin kollegoidenkin kanssa, koska eihän se käy päinsä, että tuomitaan täällä asukkaat ja syytetään heitä populismista, kun he ovat ottaneet vastaan niin monia tuhansia pakolaisia. Kiitos. Kiitoksia. Niin sanoitte, että tässä on mitään po- poikkeuksia. kukaan ei pääse yli kahden minuutin. Ja sitten seuraava edustaja Cecilia Wikström Allista. Kiitos. Niin, kuulin juuri, että minulla on kahdenvälinen kokous ministerin kanssa ajan saastamiseksi. En ole enää puhujaluettelussa. Hyvä Cecilia. Edustaja Ernst seuraavaksi. Danke. freue mich. Äh, niin, kiitos paljon. Hienoa, että olette jälleen täällä. Mielestäni tämä on tärkeä tapaaminen. Meidän pitäisi pyrkiä säännönmukaisiin tapaamisiin. Se on todella tärkeää meille, mutta totta kai myös ajatellen kaikkea, mitä Kreikassa tapahtuu. Minua kiinnostaa kolme asiaa. Sanoitte, että 5 prosenttia tavaroista ja palveluista, joita EU on luvannut, on ainoastaan päässyt perille – Haluaisin vähän täsmällisempää tietää, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa, mitä ei ole toimitettu, mitä ei ole saatu paikalle, mikä hankaloittaa tilannetta aivan erityisesti Kreikassa. Toiseksi, pakolaisten jakaminen. On ihan selvää, että pakolaiset tulevat e- ensin Välimeren alueelle Kreikkaan, Italiaan. Ja kun puhutaan tulevasta jaosta, se, mikä on teille erityisen tärkeää. Meille olisi tärkeää se, että ensimmäistä päivästä lähtien jaettaisiin pakolaiset. Ja että todella tehokkaasti voitaisiin huolehtia siitä, että pakolaiset siirtyvät muihin jäsenvaltioihin. Ja sitten sisäiset siirrot alaikäisten osalta. Miltä tilanne näyttää? Ehkä voisimme saada tästä vähän täsmällisempää tietoa ajattelen sisäisiä siirtoja, mitä ongelmia tähän järjestelmään liittyy ja mitä komission neuvoston EUn puolelta pitäisi antaa suurempana tukena. Kiitos. Cornelia, and next is, um... Kiitoksia Cornelia. Äh, Sargentini vihreästä seuraavana. Kiitoksia kovasta puheenjohtaja. Kaksi asiaa haluaisin ottaa esille. Yksi on se, että Turkisopimuksen yksivuotispäivä lähestyy 18.23. kun mä nyt vaan sitä haluankin valita. Ja haluaisin, että ensi viikolla käytäisiin tästä asiasta keskustelusta, mutta näinpä ei käynyt, sillä EPP ja liberaalit jumittivat asia, mikä on kyllä mielestäni häpeällistä, koska kyllähän meillä täytyy olla demokraattista valvontavaltaa Turkin kysymyksissä. Haluaisin myös kuulla ministerin pohdinnat. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikan päälle pohdinnat tästä tuomioistuimen toiminnasta Luxemburgista ja siitä, että ei se ole oikea osapuoli ottamaan kantaa Kreikan palautuksesta äh, Turkkiin. Mihin sitten ihmiset voivat kääntyä saadakseen demokraattiset oikeutensa? Toinen koskee näitä sisäisen siirron lukumääriä. Alankomaiden turvapaikkaministeri sanoi, että hänen mielestään Kreikasta ei pitäisi siirtää sisäisesti niin paljon ihmisiä kuin pitäisi, sillä teillä ei ole ihmisiä, jotka täyttävät nämä kriteerit. Niiden 60 000 ihmisen sijaan, jotka voitaisiin uudelleen siirtää Kreikasta, vain 24 000, koska seuraavat muut eivät vastaa kriteereitä. Ne tulevat Turkisopimuksen jälkeen, joten he eivät ole silloin hyväksyttävissä tai heillä ei ole oikea kansalaisuutta, kansalaisuutta, joka on 75 prosenttisesti tai enemmän turvapaikkakelpoinen. Miten tämä nyt sitten katsotaan, koska tässä on lukumäärä, numeropeli nyt käynnissä. Jäsenvaltiot laskevat numeroita ja puhuvat nyt sitten prosenttiosuuksista. Te olette vielä suuremmassa pulassa näin. Thank you, Mrs. Winberg. Edustaja Winberg. Tack herr minister för att ni kom hit och... Eh, Kiitos ministeri, että tulitte tänne päivittämään tietojamme. Sanoitte, että tilanne on paranemaan päin ja olen iloinen, että voimme auttaa siellä ihmisiä tarveiden hoidon ja muiden tarpeiden osalta. Ehkä pian voidaan palauttaa myös Kreikkaan turvapaikanhakijoita, mikä on ollut mahdotonta tähän mennessä. Kysyisin siirtolaisista, jotka ovat leireillä että kuinka monet tulevat Syyriasta itse asiassa. Tämä olisi kiinnostavaa tietää, koska useinhan luulemme, että useimmat tulevat Syyriasta. Olisi kyllä kiinnostavaa tietää, kuinka monesta varsinaisesti on kyse ja kuinka moni on palautettu Turkkiin tämän Turkisopimuksen voimin. Sen haluaisin tietää. Kiitos. Um, Kiitoksia. No sitten puhujaluettelosta aloitetaan. Olin Björk ensimmäisenä. Eh, thank you very much. And... Kiitos. Kiitos ministerille siitä, että hän on täällä tänään. Halusin korostaa sitä, että useimmat ovat varmaan lukeneet 160 järjestön kirjeen, kansallisen järjestön kirjeen tilanteesta. Se ei koske siitä on sanottu pelkästään Kreikan hallituksella, vaan muillekin hallituksille siitä, että täytyy muuttaa suuntaa Euroopan unionin turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa. Ja yksi asia, jonka otetaan esille tässä kirjassa, on se, että politiikka, jota EU todellisuudessa harjoittaa, on se, että se, mikä on poissa näkyvistä, on poissa mielestä. Ja rajan valvonnan ulkoistaminen, siitähän on puhuttu, mutta myöskin nämä saarilla olevat leirit eh, Kreikassa te sanoitte, että tällaista politiikkaa ei tultaisi hyväksymään, mutta me tiedämme kaikki, mitkä olosuhteet siellä on, me tiedämme kaikki vaikeudet, joten minusta on korkea aika, että tämä parlamentti pyytää neuvostoa tekemään esityksen siitä, miten suljetaan nämä saarileirit. Ja uskoisin myöskin, että se, että tämä periaate, kun ei ole näkyvissä ja oli mielessä, koskee myös Unkarin hallituksen politiikkaa, jossa päätöksessä katsoen suljetaan vankiloihin turvapaikanhakijat. Tämä on jotakin sellaista, mikä meidän on tuomittava parlamentissa, mutta myös neuvostossa. Sitten hyvin erityinen kysymys. Olemme kuulleet, että on keskustelua, on painetta mutta lainsäädäntöä Kreikassa, jotta voidaan palauttaa Turkkiin sellaisia ihmisiä, jotka kuuluvat haavoittuvien, haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden luokkaan, kuten alaikäiset, joita tällä hetkellä eivät koske nämä palautusmääräykset. Onko niin, että komissio ja neuvosto ovat ajamassa teitä tähän suuntaan, herra ministeri, ja mikä on Kreikan hallituksen kanta? Minkälaista tukea tarvitsette meiltä, jos, jota voidaan pysäyttää tällaiset lainsäädännön muutokset, koska olisi sellaista, mitä voidaan koskaan hyväksyä, että palautetaan alaikäisiä jonkin sopimuksen pohjalta, joka itsessäänkään ei ole perusteltu? please. Edustaja Kirkos seuraavana. Kiitos paljon puheenjohtaja. Sydämestä tervetuloa ministeri. Minulla olisi yksi kysymys, joka koskee Kreikan saarille tulevien lähtömaita. Syyrialaisten määrä taitaa laskea jatkuvasti. Liittyykö tämä siihen, että keskuksia on suljettu, kuten sanoit, ja mikä on tässä nyt hallituksen kanta, suunnitelma näiden suljettujen keskusten osalta? Tämä asiahan on siellä komission tekstissä mukana. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Edustaja Holmeier. Puheenjohtaja, herra ministeri. Minulla olisi neljä kysymystä. Ensinnäkin, kun 90 prosenttia niistä, jotka ovat ensimmäisen käsittelyn jo saaneet, ovat esittäneet kanteita vastaan, se viedään sitten oikeuden käsiteltäväksi 4-5 vuotta. Kysymys ei tässä ole se, että tehty tästä valituksesta se, että tämä jotenkin taattaisi oikeudenmukaisen käsittelyn, vaan se, että pyritään huolehtimaan siitä, että voidaan olla maassa vielä konstantilla, mutta mitä Kreikan hallitus tekee, jotta turvaikkaoikeuden lainsäädännön määrittämä kuusi kuukauden aika, että se huomattavasti liivennettäisiin, jotta päätös on nopeammin. että puhuitte myöskin siitä, että 5 prosenttia olette saaneet niistä tuotteista, joita, tai pyytäneet vastaavista tuot, ratkaisusta. Minä olen budjettivaliokunnassa voidaan todeta, että e, Kreikka ei ole tehnyt mukaisia e, tiliselvityksiä siitä, mitkä liittyvät varo, jotka liittyvät saatuihin varoihin, ja tästä syystä että varoja voidaan saada, ja ne menot, joita olette tuottaneet Euroopan unionin osalta, ne pitäisi pyrkiä esittämään ne menot, e, joita, joilla on ollut koska vain silloin voidaan voi tapahtua maksatukset, että nyt ne maksatuksia ei siis tästä syystä ole tapahtunut. Sitten erot saarten ja manneten välillä on kysymys siitä, että ei ole tietoa niistä luvuista pakolaista maahantumentajista, jotka ovat mannermaalla. Ja tästä syystä ensinnäkin kysymykseni, miten edelleenkin painopiste on saarilla eikä mantereilla. Ja toiseksi, mit, minä nyt viittaan tähän Elenikoon, entiseen lentoasemaan. Siellä on 2200 pakolaista maahanmuuttajaa edelleenkin majoitettuna. Kun tiedetään, että on investoijia, jotka olisivat valmiita investoimaan Kreikkaan, että syntyisi työpaikkoja, tämä on sellaista, että tämä johtaa vääränlaisiin tuloksiin, tätä kautta nostetaan väestön piirissä tuntemuksia pakolaisia vastaan, teidän pitäisi toimia Pikaisesti koska muuten tässä voi tulla myöskin lisää aggressiota, joita me emme toivo and Ellie Schlein, please. Ellie Schlein, viimeisenä. Grazie, presidente. Kiitoksia. Kiitos siitä, että ministeri tuli tänään tänne paikan päälle. Sanoitte aiemmin jotain Dublinin uudistuksesta. Minä olen SED-ryhmän esittelijänä tässä asiassa. Ja tässä korostitte joitakin niitä huolenaiheita, joita meilläkin on esimerkiksi näiden hakemusten hyväksyttävyys, jonka en haluaisi olevan mikään lisätaakka näille eturivin maille. Ja se saattaisi asettaa vaarallisen suodattimen niille, jotka hakevat kansainvälistä suojaa. Haluaisimme, että nämä suositukset ottaisivat sen huomioon. Sama koskee vähennystä itse kynnysarvossa ja se, että se tulee mukaan silloin, kun tilanne ei ole vielä tunnettu ja että siitä on tullut sietämätön tilanne näille eturivin maille. Olen aika yllättynyt ja sen voin todeta, miten huonolaatuinen keskustelu on neuvostossa. Mehän keskustelemme täällä komission ehdotuksesta, mutta neuvosto näyttäisi pyrkivän näyttämään sellaisia tapoja, joilla se muka pääsisi solidaarisuuteen, mutta kuitenkin pyrkii pois jäsenvaltioiden vapaaehtoisesta toiminnasta. Että tämä ei missään tapauksessa ratkaise tilannetta. Kreikan tilanteesta sitten erityisemmin olen samaa mieltä siitä, mitä edustaja Björk totesi. Se, että neuvosto kykenee painostamaan siinä, että alaikäiset ja mm, muut haavoittuvat voitaisiin palauttaa Turkkiin, on tärkeää ottaa esille. Haluaisin tietää, mikä teidän hallituksenne kanta tähän on ja aiotteko muuttaa lainsäädäntöä tässä suhteessa. Seuraavaksi Anna Gomes. Ministeri, nyt vuosi on kulunut viime kerran tehdä työtä tämän asian kanssa. Ensimmäinen ryhmä Portugaliin, äh, eh, Turkin jesidejä tuli Portugaliin. Ovat iloisia tästä ja sitä muuta jesidejä, jotka, ovat, jotka on tutkittu heidän osaltaan myöskin tämän sisäisen siirron myötä heidän pitäisi tulla myöskin Portugalin ensi kuussa. Minun kysymykseni liittyy tähän, mikä on, mikä on suunta ajattelen haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä oden osalta jesidit ovat tällaisia ilman muuta, muitakin kuin jesidit. Eikö heidän tulisi olla ensisijaisia tässä sisäisen siirtojen ratkaisuissa. Mitä sitten tulee alaikäisiin, jotka ovat liikkeellä yksin? Portugalin hallitus on tehnyt tarjouksen ottaa vastaan näitä alaikäisiä, jotka ovat yksin, mutta tämä on keskeytetty, koska komissio ja muut tulkitsevat asiaa niin, että heidät täytyisi palauttaa takaisin turvallisiin maihin, kuten Afganistaniin, jossa oli äskettäin hirvittävä hyökkäys, terroristihyökkäys sairaalaan – Tämä on aivan järjetöntä. Haluaisin kuulla teiltä tästä. Ja sitten haluaisin saada myöskin tietoa, kuinka monta ihmistä on vuonna 2016 sisäisten sijoitujen myötä siirretty muihin jäsenvaltioihin Kreikasta, kuinka monta henkilöä tuli, kuinka monta uutta ihmistä tuli Kreikkaan vuonna 2016 ja kuinka monta ihmistä on järjestelykeskuksissa pidätettyinä ja täytyisi saada aikaan demokraattista valvontaa – asialle, joka on täysin moraaliton ja laiton, nimittäin EUn ja Turkin sopimus. No sinä tarkistatte, kuka ei nyt välistä. Ei, e, eikö? Ei. Kiitoksia kollegat. Tällä alalla kurinalaisia. Arvostan sitä kovasti. Hyvä ministeri, puhukaa niin pitkän kuin haluatte. Olette tavallisesti aina käynyt jokaisen kollegan läpi, eli ihan niin kauan kuin haluatte voitte jatkaa. Kiitoksia. Jotkut kysymykset ovat päällekkäisiä ja pahoittelen, jos anna toisenlaisen vaikutuksen, mutta olen täällä kyllä ehdottomasti vilpittömässä mielessä ja haluan mielelläni vastata kysymykseen. Ensinnäkin tämä Turkin sopimuksen solmimisen jälkeen noin sata henkilöä päivittäin saapuu alueellemme. Ja näin 40 palautetaan suurin piirtein viikoittain. Tämä siitä syystä, että me sovellamme erittäin tarkasti niitä periaatteita, joita kansainvälinen lainsäädäntö meille suo kun tarkastellaan turvapaikkahakemuksia ja me noudatamme Geneven yleissopimusta. Turvapaikanhakuprosessia väärinkäytetään. Kaikki ne, jotka tulevat Marokosta, Algeriasta, Bangladeshista. Sehän on heidän oikeutensa aloittaa tällainen prosessi. Mutta nämä menettelyt, turvapaikanhakumenettelyt, tapahtuvat kansainvälisen lainsäädännön nojalla. Me tarkastelemme joka ikisen turvapaikkahakemuksen yksilökohtaisesti ja tapauskohtaisesti. Ja näin ollen tästä syystä palautuksissa Turkkiin on paljon viiveitä. Sitten meillä on toinen ongelma. EASON henkilökunnalla henkilökunta ei ole paikalla, jotka voisivat vähän nopeuttaa tätä prosessia. Ihmeitä ei voida tehdä, mutta ainakin prosessia voitaisiin nopeuttaa. Kysymys ei ole varojen puutteesta. Ennen kaikkea kysymys on siitä, että jäsenvaltiot eivät halua auttaa OSOa tässä tehtävässä, EASOa tässä tehtävässään. Eli se, mitä totean, ei ole mikään syytös, joka kohdistuisi EASOin, vaan tämä on ikään kuin syytös jäsenvaltioille – niille, jotka eivät auta EASOa vastaamaan tämänhetkiseen tilanteeseen. Ακούω διαμαρτυρίες από κάτω. Καταρχήν νομίζω ότι... Ε... Olen kuullut protesteja ja valituksia. Mutta olette oikeassa. On olemassa lukumääriä, joita voidaan tässä suhteessa soveltaa. Ποια είναι η υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή. Eli mikä on Euroopan unionin tarjoama apu suhteessa Turkki-sopimukseen? No minäpä kerron. Minä pyrin aina olemaan syyttämättä muita, vaikka mä oon jonkin erittäin hankalassa tilanteessa. Enkä halua tulla tänne leikkimään mitään sankaria. Sen sijaan pyrin osoittamaan kylmäverisesti ja loogisesti sen, mitkä ovat ne epäjohdonmukaisuudet, joita meillä on. Ja yritän ottaa myös esille se, mikä on hyvä, vaikka sitä paljonkaan ole. Euroopan unionilta tulee tukea. Kyllä me saamme sitä tukea. Ja ilman sitä tukea emme olisi kyenneet tulemaan toimeen. Emme olisi voineet jatkaa ponnisteluitamme, mutta on myös totta, että tämä tuki ei edelleenkään ole täydellistä. Se on pienempää kuin se, mitä Euroopan unioni on luvannut. Ja se tulee aina hieman myöhemmin paikalle, kun sitä tarvittaisiin. Tämä kaikki aiheuttaa ongelmia. Sekin me toteamme kerta toisensa jälkeen. Minä en kuitenkaan ole tullut tänne syyttämään komissiota, syyttämään Euroopan parlamenttia, syyttämään Euroopan unionia. Minä olen tullut tänne sanoakseni kiitoksia siitä tuesta, jonka me olemme saaneet. Olkaa hyvät, antakaa kaikki mahdollinen tukenne. Ja parlamentilta pyydän, että se jatkaa sitä, että se puuttuu tähän tilanteeseen yhä enemmän. Olette aivan oikeassa. Nyt meillä on maahanmuuttoministeri. 40 vuoteen meillä ei ollut ministeriä. Aikaa menee siihen, että teemme se, mitä voimme. Me teemme yhteistyötä muiden ministeriöiden kanssa. On selvää, että mä oon jo käymässä läpi erittäin vaikeaa, äh, vaikeita säästötoimia. Se ei suinkaan helpota tilannetta, se vain viivästyttää kaikkea. Eikä ole totta, että saarella on 16 000 ihmistä, vaan siellä on noin 9 000 ihmistä. On totta, että siellä on 14-15 000 ihmistä syyskuussa, mutta nyt se on laskenut tähän päivään syyskuusta. Siellä on, sieltä on poistettu nuoria muita ja ne henkilöt, jotka ovat jäljellä, tarvitsevat vielä apua pienen keskuksen pienen vastaanottokeskuksen. Kysymys on maahanmuuttajista pakolaisista. Ne, jotka ovat käyneet tuolla kentällä, tietävät, että kaksi prosenttia leiristä rikollisia ja laittomia aiheuttavat vaaran kaikille muille maahanmuuttajille. Ja laki sallii näiden henkilöiden pidättämisen. Eli meidän ei tarvitse mitenkään pyydellä tässä suhteessa anteeksi keneltäkään. Sopimuksen tulkinta ja siirtokielto. Sopimus on tehty Turkin kanssa ja tässä sopimuksessa ei ole selkeästi asiaa mainittu, mutta se, mitä siellä on sanottu, löytyy kaikista sovellusteksteistä. Me olimme tätä vastaan. vastaan. Me halusimme jota voisimme vakuuttaa tämän turkkilaiselle vastapuolelle ja voisimme ottaa Turkissa olevat vastaan. Niin halusimme voida myös palauttaa ne, jotka eivät kuulu joukkoon ja minä henkilökohtaisesti. Minulla on 13 ministeriä 17 ministeriä yhteensä Euroopan unionista. Olemme heidän kanssa puhuneet ja lähettäneet kirjan Timmermansin ja Avromopoulosille. Ja, ja olemme kirjoittaneet kolme kirjettä vastapuolellemme Turkille. Me emme kuitenkaan saa vastausta. Meidän hallituksemme ei uskalla ottaa riskiä, että se tekee tämän kaltaisia siirtoja, joka saattaisi lakkauttaa koko sopimuksen voimassaolon. EUn ja Turkin välinen sopimus, kun katsotaan kaikkia vaikeuksia, mitä meillä on, ei ole mikään ratkaisu. Se, on, ei, se ei ole mikään lopullinen ratkaisu, vaan vain pieni hengenveto. Kuten totesin jo aiemmin, tämä maahanmuutto ei ole mitään painetta, vaan se on ikään kuin koe voidaan pyrkiä pääsemään tasapainoon meidän toiveidemme ja realiteetin välillä. Muussa tapauksessa joudumme ääritilanteeseen. Rasismi nostaa päätään, populismi myös, kuten myöskin kaikki äärioikeistoon liittyvät ilmiöt, niin kuin on, on nähtävissä Euroopassa. Sitä me pyrimme nyt kuitenkin suitsimaan omassa jäsenvaltiossamme minä olen lääkäri ja minusta pelko on ihmisen luontainen ominaispiirre. Jos sanotaan, että on sairaus, niin se ei ole huono eikä hyvä, vaan se on uusi vaikeus, jonka yli täytyy päästä. Ne ihmiset, joita on ehdotettu Nobelin palkinnon saajaksi, he ovat pyrkineet tähän tavoitteeseen. Minä ehdottaisin, että pyritään pääsemään tämän pelon yli ja löytää sitten ratkaisut tilanteeseen. Ja näin kaikkein haavoittavimmat ryhmät ää, kuuluvat jo sisäisen siirron piiriin. Ja pyrimme sitten rauhallisesti jatkamaan tästä heinä-elokuussa 300 nuorta siirrettiin saarelta ja tämän seurauksena sitten on lähetetty 200 seuraavassa kuussa öö, yksin matkustaville alaikäisille meillä on saarilla vain pienet fasiliteetit, eli pyrimme toimimaan tällä tavalla. Mutta valhetta on se, että poliisiasemilla olisi yksin matkustavia lapsia. Se ei pidä, se ei pidä paikkaansa. He ovat ehkä käyneet siellä, kun he ovat siirtyneet leireiltä uusiin vastaanottofasiliteetteihin. Mutta heitä ei pidetä missään poliisiasemilla, he elävät leireillä. Me pyrimme luomaan turvallisia vyöhykkeitä ja pyrimme luomaan myös pieniä äh, rakenteita, jonka pohjalta toimia. Tässä suhteessa, kun nyt puhuttiin näistä yksin matkavista alaikäisistä, niin tämä kysymys tuli esille tässä on myös valtava äh, tekopyhyys. Jokainen pitää itseään tuomarina ja osoittaa sormella Kreikkaa. Mitä Kreikka tekee näille alaikäisille? Kaikki on skandaalimaista. No anteeksi nyt vain. Skandaalihan se on Euroopalle eikä mitään Kreikalle. Me seitsemän kuukauden ajan olemme luoneet 400 paikkaa näille. Ja Eurooppa 2200 alaikäistä Kreikassa ja Eurooppa hyväksyy tämän uudelleen äh, sisäisen siirron vain 650. Mitä näille muille sitten tehdään? Mitä tehdään muille? Nämä yksin, alaikäiset. Mitä heidän suhteensa tehdään? Nuoret albanialaiset, irakilaiset, korjaa afganistanilaiset, irakilaiset. Olemme hyväksyneet myös 400 äh, muuta ja heistä noin 200 on siirretty. Miksi? Koska Euroopan jäsenvaltiot eivät joudu kärsimään tästä samasta ongelmasta, mistä me kärsimme. Siellä sanotaan, että ei meillä ole ollut aikaa nyt näitä rakenteita järjestellä. 27 jäsenvaltio kaikkien näiden kuukausien aikana eivät ole kyenneet luomaan vastaanotolosuhteita 400 nuorelle. Meillä on jo rakenteet 1300 näistä ja meitä syytetään. No kuulkaas nyt. Syyttäjänä toimiminen on kyllä hirvittävän helppoa. Kansalaisjärjestötkin syyttävät meitä. Ja myöhemmin puhun teille myös talousongelmista. Olemme saaneet paljon rahaa rakentaaksemme rakenteita, joiden avulla vastaanotetaan näitä ää, nuoria. Ja meillä on viivästystä, mutta emme me ole se taho, joka tätä kaikkea pystyy hoitamaan. Joka kerta me vastaamme pyyntöihin. Me teemme yhteistyötä Stylianidesin kanssa, joka on todellinen taikuri. Hän pyrkii löytämään tasapainon ja Hän luovii hyvin eri velvollisuuksiensa välillä ja niiden ongelmien välillä, joita meidän täytyy ratkaista kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja minäkin pyrin tasapainoon. Mutta meillä on tämä hieman outo ilmiö. Kansalaisjärjestö, joka saa rahaa luodakseen oikeat vastaanottorakenteet alaikäisille ilman, että näitä rakenteita on aikuisille, niin syöttää meitä siitä, että aikuiset eivät ole mukana tässä rakenteessa. Ja me, minä täällä teidän edessänne, joudun sitten kantamaan vastuun, kun en ole saanut rahaa, joka vastaa Tähän Te, se teidän täytyy ymmärtää. Olen saman muuta myötä palautuksista ja äh, muusta, mutta sallikaa minun sanovan, että teille, suurimmalle osalle teistä ja totean, että meillä on teidän paikallanne. Teille tämä on teoreettinen ongelma, meille tämä on taas tärkeä ongelma. Tänä päivänä minun maani ja Italia tämä on aivan äärimmäisen tärkeä ongelma. 9000 palautettua tänä päivä, tähän päivän mennessä. Ja on sovittu 12 000 sisäisestä siirrosta. 60 000 on pyydetty. Eli minä olen tietysti ilahtunut siitä, että näin on tapahtunut. Nämä 12 000, 12 000 vähemmän minun maallani, mutta teidän täytyy kyllä nyt ymmärtää se, että ne 20 000, jotka vielä ovat jäljellä, se merkitsisi 20 leiriä vähemmän minun maassani. Ja nämä 20 olemassa olevaa leiriä voisivat olla paremmassa kunnossa kuin mitä ne tällä hetkellä ovat. Sama minä sanon teille, sanon tämä ihan sydämestäni. Ei tämä meille ole mikään teoreettinen ongelma. Meille se on ihan välitön käytännön ongelma, kuten myöskin pakolaisille. Niillä, on oikeus sisäiseen siirtoon. Ei tässä ole kysymys teoreettisesta ongelmasta, vaan välittömästä käytännön ongelmasta. Te voitte kaikki kritisoida niin paljon kuin haluatte. Ne puutteet, jotka ovat olemassa leireillä, kaikkea voitte kritisoida, mutta auttakaa meitä, hyvä ihme, auttakaa meitä Euroopan unionissa, niin meillä olisi 24 leiriä vähemmän. Joku täällä sanoi, että sisäinen siirto ja kaikki tämä, vaikka se olisi hyvä, joku puhutaan 60 000, niin loppujen lopuksi on vain 25 000 siirrettävää Kyllä se on totta, että ne luvut, joita meillä on yleisesti ottaen, osoittavat, että 30 000 ihmistä kuuluu sisäisen siirren, siirron piiriin. Meidän on äärimmäisen tärkeää, että nämä ihmiset lähtevät. Se on heillekin tärkeää, se lähtö. Ja näin. Joka päivä voitte vaan kokoontua ja syyttää Kreikkaa leireistä. Mutta ainakin kerran viikossa kokoontukaapa senkin parissa, että pohditte, ketä syytätte, jos sisäistä siirtoa ei tehdä. Kuka siitä on vastuussa? Minä kuuntelen teitä, mutta muut eivät. Ja se ei lisää ollenkaan sisäisten siirtojen määrää. turvapaikkakysymyksissä voisin syyttää pelkästään e- Eurooppaa. Kyllä meilläkin on tietysti vastuumme ja turvapaikkaa yksiköillä Kreikassa on puutteita ja Saksassa, Espan- äh, Ruotsissa – on ollut tällaiset palvelut jo vuodesta 1950 lähtien. Heillä on valtava kokemus toimielimellisesti katsottuna turvapaikkakysymyksistä 1950-luvusta lähtien, jos verrataan esimerkiksi rakenteitamme Tanskaan tai Alankomaihin. He puhuvat siellä palveluista, jotka ovat olleet olemassa vuodesta 1953. Meidän maassa, meidän maassa, tämä on tietysti minun maani vastuulla. Ei minä pyri mitenkään poikkoilemaan tästä vastuusta. Meillä ei ole kuitenkaan turvapaikka tai tällaista vastaanottoyksikköä. Meidän maamme on ollut tottunut siihen, että se on kolkumaa ja ihmiset hakevat turvapaikkoja muualta. Nyt vasta kolme vuotta sitten ryhdyttiin rakentamaan tällaista yksikköä. 250 henkilöä on sen läpikäynyt puolentoista vuoden jälkeen tuhat, ei anteeksi, 850 henkilöä työskentelee tämän asian parissa ja asia jatkuu. Turvapaikkakysymys on kuitenkin erittäin tieteellinen menettely ja se, se kuluu aikaa. Saksassa 17 kuukautta. Turvapaikkakysymyksessä ongelmana on, ja esitän nyt oman henkilökohtaisen näkemyksen oman kokemuksen pohjalta, on olemassa suuria vaaroja, että Euro- äh, Geneven yleissopimus ei merkitse autoritaaristen hallintojen painostusta, vaan Kreikka on Euroopan toinen maa, toiseksi suuri maa, johon esitetään turvapaikkahakemuksia. 18 000 hakemusta Auttakaa siitä syystä meitä. On helppo sanoa, että Kreikka, Kreikka ei hoida näitä velvoitteitaan, mutta täytyy katsoa myös toistakin ilmiötä. Meidän täytyy yhdessä pyrkiä löytämään tasapaino. Kyllä minä hyväksyn kritiikin, kun lähden täältä, niin sanon, että jään, kyllä turvapaikkakysymyksessä täytyy tehdä edelleen töitä, mutta te, jotka jäätte tänne, teidän täytyy sanoa itsellenne, että meidän täytyy auttaa Kreikkaa turvapaikkanäkemyksissä. Äh, sun äh, henkilön kanssa meidän täytyy helpottaa tätä prosessia. Meidän täytyy ehdottomasti aina luonnollisesti noudattaa kansainvälistä oikeutta. Vielä kolme asiaa, koska aikani sitten päättyy. Meihin kohdistuu paineita. Minähän olen hallituksen ministeri ja minä hallinnoin näitä asioita. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että olemme sitä mieltä, että Kansainvälinen oikeus vaatii sitä, että jokainen turvapaikkahakemus käsitellään yksilöllisesti, tapauskohtaisesti. Näin me teemmekin, se on meidän kantamme suhteessa kaikkeen painostuksen. Toiseksi kansainvälisen oikeuden nojalla. Muut saavat aivan erityisen kohtelun ja mehän sovellamme aivan erinomaisesti tätä lainsäädäntöä. Se johtaa meille korkeampi, aiheuttaa meille korkeampia kustannuksia, jos kansainvälinen lainsäädäntö muuttuu, niin sitten tietysti tilanne on toinen, sitä asiasta keskustella, mutta tähän asti Kreikka soveltaa kansainvälistä lainsäädäntöä. Ja päätän seuraavan asian. Asia, jonka minun on pakko todeta teille. Jatkuvasti puhutaan Kreikasta. Ei pelkästään täällä live-valiokunnassa, vaan myös muualla hyvin usein puhutaan vartioimattomista rajoista. Ja uudessa Dublinissa puhutaan taas siitä, että tämä palautusprosessi voitaisiin käynnistää, niin rajoja täytyy valvoa ja tämä on todellinen loukkaus minun maatani kohtaan. Se on loukkaus kreikkalaista kulttuuria vastaan. Merirajat ovat sitä, mitä ne ovat. Jos jollakin on muu näkökanta kuin mitä kansainvälinen oikeus sanoo, se mitä Frontex sanoo, NATO ja Frontex sanovat molemmat, että me vartioimme hyvin rajojamme, merirajojamme. Me pelastamme sieltä ihmisiä, Meillä on ihmisiä, jotka ovat hukkumaisillaan. Heidät pelastamme. Ja jos joku nyt sitten todistaa jotain vastakkaista, niin meillä on kaikki tällainen toiminta ollut jo vuosikausia – jos väitetään, että Kreikka ei valvo rajojaan, niin se ei ole totta. Kreikka valvoo todella hyvin ulkorajojaan ja se noudattaa täysin kansainvälistä oikeutta. Mutta minun täytyy myös todeta teille se, että meille, ja päätän tähän, nämä sekundaariset siirrot ovat lakanneet kohti Eurooppaa. Se, että tällaista liikehdintää on Kreikasta Eurooppaan, on ihan toinen asia. Tällä hetkellä nämä sekundaariliikehdinnät ovat jossain vuoden 2008 tasolla. Niiden määrä ei koskaan voida saada ihan nollaan, mutta suurin piirtein vuoden 2008 tasolla ollaan. Kiitoksia kovasti siitä, että jaksoitte kuunnella. Jos on olekin vastannut, niin pahoittelen sitä. Mutta minusta on oikein hyvä, että näistä asioista keskustellaan. Minister Mushalis, Johannes, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos, Johannes. Varmasti puhun kaikkien jäsenten nimissä, kun sanon, että on hienoa, että tulette tänne ja tulette niin usein tänne valiokunnan kuultavaksi. Kiitos oikein paljon tästä valmiudesta ja kiitos näistä keskusteluista. Me arvostamme niitä kovasti. Kuten näette, työ jatkuu ja realiteetit myös. Kiitos oikein paljon. Tiedän, että teillä on tapaamisia yksittäisten jäsenten kanssa. Arvostamme sitäkin kovasti. Kiitos oikein paljon teille. Uh, kollegat, kiitos oikein paljon, että sain tulla. Kiitos. Um, uh- niin kollegat, jääkää palkoillenne. Meillä on kaksi nopeaa asiaa. of your tea's out. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay. So let's go. Siirrytään nopeasti kahteen asian vielä ennen äänestyksiä. Kohta kuusi. Lausuntoluonnoksen käsittely unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt. Ymmärrän, että ei kukaan kuuntele minua, mutta tämä on kuitenkin käsiteltävä ennen äänestyksiä. Edustaja Jottin paikalla on edustaja Sippel tässä kohdin. Um, the rapporteur is now going to present. Hän nyt esittelee tarkistukset komission ehdotukseen Edustaja Viotin paikalla on siis edustaja Sippeli, joka lyhyesti esittelee tämän. Pahoittelen, että joudumme käsittelemään tämän näin nopeasti, Birgit, mutta olisi hyvä, jos saisimme tämän niin ihan nopeasti käsiteltyä. Kiitos. Thank you very much, Chair. Unfortunately, our... Kiitos puheenjohtaja. Daniele Viotti, esittelijämme valitettavasti ei voi tänään olla paikalla, mutta hän toimitti minulle kommentteja, jotka nyt esittelen. Hän yleisesti toteaa, että komission ehdotus Äh, on sellainen, että sitä voidaan vielä valiokunnassamme parantaa. Sitten hän esittää viisi konkreettista kohtaa. Ensinnäkin varahoitoasetuksen tulisi käsitellä erityisiä budjettikohtia, joissa pyritään nimenomaan keskeisiin tavoitteisiin tai painopisteisiin samaisessa unionin rahastossa. Näin valiokuntien olisi helpompi toteuttaa budjettivalvontaa tietyillä politiikan aloilla. Toiseksi jäsenvaltiot käyttävät erilaisia kirjanpitomenetelmiä ja myös menojen ja kustannusten luonne on kuitenkin sama. Pyydämme rohkaisemaan, että käytettäisiin yksinkertaisempia, yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Unionin virastoissa tarvittaisiin lisää avoimuutta. Näin johtokuntien jäsenet sekä erillisvirastoissa että toimielimissä täytäntöönpanovirastoissa virastoissa julkaisisivat säännönmukaisesti ilmoituksen sidonnaisuuksistaan. Tämä tulisi toteuttaa standardinomaiseksi ja ottaa huomioon jokaisen viraston erityispiirteet. Neljänneksi, kun kyse on jäsenvaltioiden valvonnasta, niin ehdotuksessa rajoitutaan arvioihin ja tilin tarkastukseen. Ei oteta huomioon sitä, että tarkastukset joissa jäsenvaltioissa ovat hyvinkin onnistuneita. Pyydämme komissiota luottamaan eniten näihin onnistuneisiin tarkastuksiin, koska ne tuovat hyviä hallinnollisia tuloksia. Ja lopuksi tarkistettu varanhoitoasetus ulottaa unionin erityisrahastojen käytön koskemaan unionissa toteutettavia toimia. Tähän liittyy lisää pohdintakysymyksiä. Yritysrahastot ovat ristiriitainen rahoitusväline. Niitä olisi käytettävä ainoastaan rajallisissa tapauksissa. Parlamentilla ei ole mahdollisuutta toteuttaa parlamentista valvontaa. Niillä ei tulisi rahoittaa sekä ulkoisia että sisäisiä unionin toimia samanaikaisesti. Ja lopuksi erityisrahastoja tulisi käyttää vain sellaisissa toimissa, joissa kolmansien osapuolten rahoitusosuus on merkittävä, eli yli 66 prosenttia rahaston koko elinkaaren aikana, ja silloin kun se on aivan välttämätön. Nämä ovat siis esittelijän välittämät alustavat tiedot. Mielelläni kuuntelen, jos puheenvuoroja on. Thomas. Yksi puheenvuoro Tomas Že nemáme čas, tak budu velice rychlý a velice svižný, protože to, co teďka... Meillä ei ole paljon aikaa, joten puhun ihan lyhyesti ja nopeasti. Minä olen toistellut jo kolme vuotta samaa viestiä täällä, mutta varmasti kertaaminen on kaiken opin äiti. Ensin haluaisin kiittää ehdotuksesta, vaikka tämä on hyvin tekninen kysymys ja meidän valikuntamme Libevaliokunnan toimivalta on hyvin rajallista. Meidän tulee taistella sen puolesta, että saadaan riittävää joustoa EUn budjettiin. Niin, että voidaan nopeasti ja tehokkaasti huolehtia EUn rahoituksesta kriisien aikana. Mutta tämän on kuljettava käsi kädessä sen kanssa, että rahoitusta valvotaan tiukkaan. Eli tässä tarvitaan valvonnan ja jouston tasapainoa. Toinen seikka, varojen siirtäminen alueelta, jolla on ylijäämää sellaisille aloille, joilla on rahoituksen puutetta. Katsotaan maataloutta vaikka. Joka vuosi älyttömän suuret rahoitusmäärät menevät maatalouteen ja suuri osa menee hukkaan – ja kriisiin. taas tarvittaisiin kiperästi lisää varoja. Niitä pyritään haalimaan kokoon hyvin nopeasti viime hetkellä. Olen edustaja Viotin kanssa samaa mieltä siitä, että EUn budjettiin tarvittaisiin parempi rakenne, että selkeästi nähtäisiin, miten EUn politiikkaa rahoitetaan. Valitettavasti budjettia sitoo jo ne säännöt, joiden mukaan yksi yksittäiset kohdat ja tavoitteet ja niin edelleen ovat päällekkäisiä. Ehkä tämä on toisen keskustelun aihe. Ja sitten erityisrahastot. Tähän ehdotukseen haluaisin sanoa, että minun kannaltani ja Liven kannalta tällaisten rahastojen luomisen kautta ei pitäisi puuttua sellaisiin aiheisiin, joille ei riittävästi ole muuten varoja, siis siirtolaiskysymyksiin. Ja sitten virastot. Olen eri mieltä SED-ryhmän ehdotuksen kanssa, enkä voi kuvitella toista tällaista hajautusehdotusta. Kun ajatellaan näitä erillis- tai erityyppisiä virastoja, niillä on eri oikeudellinen perusta, eli niitä ei voida samoin kohdella kaikkia se on mahdotonta myös sidonnaisuuksien ilmoittamisasiassa, jota esittelijä ehdottaa. Varmasti joudumme keskustelemaan kompromissista ja toivon, että sain, saisin myös esittää näitä tarkistuksia. Kiitos Thomas Birgit. Pahoittelen, että niin nopeasti joudumme käsittelemään tämän. Varmasti enemmän olisi ollut sanottavaa. Tarkistuksen jättämisen määräaika 17. päivä maaliskuuta. Peter Niedermöllä kysyisin, haluatteko raportoida Euroopan unionin turvapaikkavirastosta kolmen minuutin ajan. Very brief. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti. Meillä on ollut kaksi kolmikantaa neuvottelua 7. helmikuuta ja eilen. Ja kolmikantaneuvottelut olivat minusta erittäin hyödyllisiä. Olemme ottaneet hyviä askelia eteenpäin. Totta kai tässä on eroa siinä, että neuvosto mitä neuvosto toisaalta ja miten parlamentti toisaalta lähestyy tätä asiaa, virastoasiaa siis. Parlamentti haluaa voimakkaan riippumattoman viraston, joka voi antaa paljon tarvittua apua jäsenvaltioille. Ja totta kai neuvoston kanta on se, että viraston vaikuttaisivat voimakkaasti jäsenvaltiot. Tämä on uskoakseni tavanomainen tilanne, joten ei sinänsä mitään ainutkertaista. On jotakin pienempiä ja suurempia konflikteja myös neuvotteluissa, Mainitsen muutamia esimerkkejä, mutta en aio mennä yksityiskohtiin. Suurin ongelma on seuranta. Ja uskoakseni me keskustelemme tästä asiasta aivan neuvottelujen loppuvaiheessa. Meillä on näkemyseroja koulutuksessa, tämän vallan tasapainossa, toimivan johtajan ja hallintoneuvoston välillä. Tämä on tämä normaali tilanne, mutta olen halunnut korostaa sitä, että että ilmapiiri on hyvä, yhteistyö on hyvä kolmikantaneuvotteluissa komission, neuvoston ja parlamentin välillä. Meillä on ollut lukuisia teknisiä kokouksia ja niin kuin sanottu, olemme pääsemässä hyvin eteenpäin teknisissä kokouksissa, joten olen aivan varma, että pystymme saamaan tämän menettelyn päätökseen malta puheenjohtajakauden aikana luultavasti toukokuun puolivälin paikkeilla. Ja ennen sitä pystyn varmaankin vielä raportoimaan kansanvaloksen valikunnalle asiasta, jos haluatte. Kiitos. Kyllä, haluamme. Mahtavasti kolmessa minuutissa. Ja koille ehkä 30 sekuntia. First I want to... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää Peteriä hänen tekemästään työstä Teemme yhteistyötä tässä hengessä. Kaksi lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin korostaisin, että toimielimet ovat sopineet virastoille uudesta oikeusperustasta, jonka tulisi toteutua mahdollisimman nopeasti. Neuvosto kuitenkin päätti muuttaa komission ehdotuksen rakennetta. Siitäkin huolimatta, että en edelleenkään ymmärrä, miksi näin on. Tämä muutos johtaisi neuvotteluissa huomattaviin viivästyksiin. Ja viimeisin kommenttini korostaisin, että on tärkeää saada vahva virasto. Kriisiaikoina avun täytyy tulla ja viraston täytyy olla sellainen, että se myös ennaltaehkäisee kriisejä. Emme halua uutta oikeusperustaa vain näyttämisen takia, vaan unionin täytyy todellakin varmistaa se, että turvapaikkajärjestelmä toimii ja sen takia jäsenvaltioiden on noudatettava niitä sääntöjä, joista ne ovat sopineet. Jos näin ei ole, niin meidän on toimittava ja myös silloin, kun se on oikea-aikaista. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos Petter vielä tästä tehdystä työstä. Meillä on vielä yksi. Mikä Nyt nyt tämä todellakin minulle hyvin stressaavaksi, mutta 30 sekuntia ehkä. Jos voin vain selittää kollegoille, jotka juuri tulivat tänne, mitä täällä tapahtuu. Meillä on ollut kovasti töitä ja ihmiset lisäävät stressitasoa, niin kun pyytävät puheenvuoroja. Meillä on tämän jälkeen vielä yksi asia. To be able so far. Iloinen siitä, että tästä voin, voineet tukea esittelijän työteessä tekijää. Kiitos. you're embarrassing me with your brevity. Tämä oli noloa, kun nyt puhuitte noin nopeasti. Tuo ei ollut mukavaa äskeisen puheenvuoron jälkeen. Nyt Poni puhuu seuraavan mietinnön osalta. Edustaja Gabriel ei ole paikalla. Tämä koskee Ukrainan viisumivapautusta. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Maria Gabrielin nimissä hän hän on esittelijä koskien Ukrainan kansalaisten viisumin vapautusta. Haluaisin käyttää puheenvuoron. Ensinnäkin esittelijä haluaisi kiittää komissiota ja neuvostoa loistavasti sujuneesta yhteistyöstä koko tämän prosessin aikana. Viime viikolla 28. helmikuuta sopimus saatiin aikaan Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä viisumivapautusprosessista Ukrainan osalta. Korepelin kokouksessa vahvistettiin tämä kaksi päivää myöhemmin. Ja tällä kertaa on live-valiokunnan mahdollisuus ottaa kantaa Ukrainan kansalaisten viisumivapautuksen puolesta. Ukraina on vastannut kaikkiin niihin kriteereihin, joita eu puolelta on esitetty, ja vastannut todella hienosti kestävin uudistusten kautta. Paljon uudistusta on tehty asiakirjojen varmuuden, rajatarkastusten valvonnan ja julkisen turvallisuuden ja perusoikeuksien osalta. Esittelijä pyytää, että vahvistamme tänä päivänä sen periaatteen, että kaikki maat, jotka vastaavat Euroopan komission kriteereihin, saako nauttia viisumivapaudesta kansalaistensa osalta. Kun Libe-valiokunta on äänestänyt, voimme nopeasti saada astumaan voimaan tämän säännön. Toivottavasti tässä ei mennä pidemmälle kuin kesäkuu tänä vuonna. Kiittäisin hänen nimissään, mutta omalta osaltani haluaisin onnitella Maria, joka on tehnyt tiukasti työtä ja saanut asian menestyksekkääseen päätökseen. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustaja Boni ja onnittelut hänelle. Näin päästään äänestyksiin, hyvät kollegat. Ensimmäinen äänestys, tietenkin joka on Gabrielin mietintö Ukrainasta. Tervetuloa vieraille, jotka ovat tulleet tätä äänestystä varten. 27. päivä helmikuuta kolmikantaneuvotteluissa. Anteeksi, onko teillä työjärjestyspuheenvuoroa? Okay, anyone... Ilman mikrofonia. Anyone who doesn't have their vote. Niin, jos ei ole äänestyskorttia, voitte äänestää kättä nostamalla. Kuten olin sanomassa, kolmikantaneuvottelut 27, 27. päivä helmikuuta Tehdyn päätöksen kautta voidaan äänestää Ukrainan vapautuksesta. Edustaja Boni on juuri selittänyt tätä asiaa. Oletan, että niin äänestetään. Okay, fine, you know, simple. Niin, no hyvä. On tämä Ukrainalle tärkeä asia. Äänestys alkaa. Thank vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta 4 vastaan, yksi tyhjä. Okay, we go straight to the next. Seuraavana. Okay. so the vote um, uniform format for residence permits for third... Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava, esittelijä, edustaja Halla-aho. Te puheenvuoron, ei siirrytään äänestykseen. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 43 puolesta yksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Ja päätös sitten neuvotteluihin. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 41 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjää hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Näin päättyi äänestysosiomme. point, point 11? Colleagues, I'm going to go straight to point 11 on the agenda if you're leaving. Esityslistan kohta 11 siirrymme suoraan. Jos lähdette, pyydän poistumaan melko hiljaisesti. So we come to point 11 on the agenda. Kohta 11 esityslistalla 11. maaliskuuta päätöslauselma, joka koskee lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Päätöslauselma 11. maaliskuuta netissä tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. an important item for some of the colleagues who are staying. Tämä aihe kiinnostaa niitä, jotka haluavat jäädä tänne saliin, eli pyydän muita lähtemään täällä hiljaisuuden vallitessa. Määräaika siirtää jäsenvaltioiden lainsäädäntöön oli 11. päivä syyskuuta anteeksi, siitä menee kansalliseen lainsäädäntöön 12. päivä joulukuuta. Tässä tarvitaan kunnolliset puitteet lapsi pornografian estämiseen ja joulukuussa 2016 komissio esitti ensimmäisen kertomuksen, jossa pohditaan artiklan 25 täytäntöönpanoa – Tämä koskee nettisivujen poistoa, jos siellä on lapsipornoa. Monimmat kertomukset ovat tärkeitä työn pohjia parlamentille, kun laadimme oman kertomuksemme. Ensin puheenvuoro komissiolle. Ai, ilmeisesti komissio ei ole vielä paikalla, vaan tulossa. Tämä on nyt tällainen aamu taas. Anteeksi. Olisin antanut komissiolle puheenvuoron. Pidämmekö hetken tauon, kun komissio oli vielä paikalla? Anteeksi, kollegat. Ihan hetkeksi keskeytetään. Komission edustaja on tulossa esittelemään tämän kertomuksensa. Minun pitäisi aina katsoa, onko komissio paikalla, mutta nyt se ei tekemättä. Tämä nyt vain on tällainen aamu. This, this is true. The commission is late, Birgit, that's true. Merkit commission on myöhässä, ihan totta. If the title of a book, the commission is late. Tämä Voisi olla vaikka kirjan otsikko, komissio on myöhässä. Okay, I understand Mr. Wilmot is here from the committee. Edustaja Wilmot komissiosta, oletteko valmis käyttämään puheenvuoronne? Olkaa hyvä. So, I've given the introductions. Minä jo johdattelin aiheeseen, joten voitte heti esitellä tämän kertomuksen tästä tärkeästä aiheesta. Okay, thank you. Good afternoon. Uh, my name... Hyvää iltapäivää. Olen Graham Wilmot. Olen kyberrikollisuuspääosaston johtaja, vastaan kyberrikollisuudesta, verkkorikollisuudesta ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaisesta työstä aivan erityisesti. Direktiivi, jolla vastuutetaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, on kunnianhimoinen, kattava oikeusväline, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jotta näitä rikoksia vastaan voidaan taistella. Tämä kattaa tutkinnan, syyttämisen sekä uhrien suojelun ja ennaltaehkäisyn. Joulukuussa komissio hyväksyi kaksi kertomusta. Niissä keskitytään kuvailemaan toimia, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet, jotta direktiivi siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Ei niinkään arvioida näiden toimien vaatimusten mukaisuutta. Tämä kansalliseen lainsäädäntöön siirtämisen tarkastelu, siitä toteuttavat jäsenvaltiot asianmukaisesti direktiivin elementtejä, on valmis, niin tämä toinen osuus on vielä kesken ja se vaatii sitten kahdenvälisiä yhteyksiä jäsenvaltioiden kanssa. Ja jos nyt palaisin näihin kahteen kertomukseen, niin ensimmäinen yleiskertomus käsittelee kaikkia paitsi artikla 25 tästä kertomuksesta toteamme, että paljon edistystä, huomattavaa edistystä jäsenvaltioissa on saatu aikaa, kun rikosoikeutta on muutettu, sekä alakohtaista oikeutta on muutettu, menettelytapoja on joustavoitettu ja yhteistyötä on parannettu, jotta koordinointi kansallisten toimijoiden kanssa olisi helpompaa. Analyysimme nostaa esille kolme lisätyön tarvetta. Ensinnäkin ennaltaehkäisy. Tämä näyttäisi olevan heikoin lenki jäsenvaltioissa, erityisesti kun kyse on interventiotoimista tai ohjelmista sekä sellaisista ohjelmista, jotka toteutuvat vapaaehtoiselta pohjalta joko ennen tai jälkeen rikosoikeudenkäynnin. Toinen alue on apu, jota tarjotaan lapsiuhreille ja heidän suojaamisensa, erityisesti kun lapsen ikä ei ole tiedossa tai se on epävarmaa kun tukea ja apua annetaan uhrien perheille sekä suojellaan lapsiuhreja rikos oikeudellisen tutkimuksen aikana. Lisätyötä vaaditaan myös silloin, kun tutkitaan ja nostetaan syytteitä, aivan erityisesti silloin, kun kyse on rikosoikeuden asia sisällöistä. Kyse on uhkaamisesta, pakottamisesta silloin, kun lapsi pakotetaan esimerkiksi pornon, pornon osallistumiseen. Nämä ovat niitä toteamuksia, joita olemme saaneet alustavasta kertomuksesta. Sitten artikla 25 kertomus joka liittyy nettisivujen sulkemiseen, osoittaa, että paljon edistystä jäsenvaltioissa on saatu aikaan. Erityisesti mekanismien käyttöönotossa, joilla ehkäistään ja lopetetaan lapsipornon levittämistoimet. Haasteita vielä on. Täytyy luoda riittävät turvatakeet silloin, kun internetkäyttäjien pääsy näille sivuille halutaan estää jäsenvaltion alueella ja halutaan varmistaa, että jäsenvaltioiden alueella nopeasti toimitaan ja poistetaan tällainen sisältö. Vielä täytyy käsitellä tiettyjä sääntöjä, jotka tunnistettiin jo 2015 parlamentin päätöslauselmassa. Seuraavat jatkotoimet. Kertomuksessa pohditaan lainsäädännön olemassaoloa, ei vielä sitä, miten sitä käytännössä toteutetaan. Nyt työstämme juuri tätä arviota. Meillä ei ole tällä hetkellä suunnitelmia ehdottaa direktiivimuutoksia. Katsomme, että edelleenkin täytyy katsoa, miten olemassa olevaa direktiiviä kattavasti täytäntöön pannaan. Me tarjoamme tukeamme jatkossakin jäsenvaltioille, jotta päästään täytäntöönpanossa tyydyttävälle tasolle. Tämä toteutuu kahdella tavalla. Ensinnäkin oikeudellisen analyysin kautta, kun tutkimme, että kansalliset säännökset täysin täytäntöönpanevat direktiiviä, ja jos tarpeen ryhdyimme myös perusoikeussopimuksien äh, mahdollistaviin toimiin, äh, joilla korjataan tilanne. Seuraavaksi käymme myös äh, näkemysten vaihtoa parhaista käytänteistä ja rahoitamme soveltuvia hankkeita. Taistelemme esimerkiksi materiaalin levittämistä vastaan niin, että rahoitamme yhteisrahoituksen kautta auttavia puhelimia esimerkiksi, tällaisia hotline-palveluita. Me tuemme Interpolia. 3,6 äh, miljoonaa euroa on tämä kokonaissumma, joita on investoitu tietokannan aikaansaamiseksi. Me rahoitamme myös EU-laajuisia tiedotuskampanjoita, esimerkiksi äh, lapsien tietokonetaitoja halutaan parantaa ja lisätä tietoisuutta sekä haluamme myös parhaiten käytäntöjen vaihtoa ja globaalia tiedotusta. Meillähän on lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastainen globaali allianssi. Siinä mukana on 54 maata. Näin voimme paremmin tunnistaa lapsiuhrit, äh, lisätä tietoisuutta ja vähentää lapsipornon äh, olemassaoloa ja sen käyttöä. Meillä on myös We Protect-aloite yhdistyneestä kuningaskunnasta. Yli 70 maata ja kansallista järjestöä on mukana tässä aloitteessa. Me katsomme, että direktiivin siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön on askel oikeaan suuntaan, mutta aivan niin kuin päätöslauselmassa vuodelta 2015 todetaan, on vielä kysymyksiä, joita voitaisiin jatkokehittää, ja niitä me jatkossa pohdimme. Kiitos. Very interesting, thank you. Todella kiinnostavaa, kiitos. Ja nyt esittelijämme Anna-Maria Corazza Bildt. Thank you very much also to the Commission for the... Kiitos Claude, kiitos myös komissiolle erinomaisista raporteista, jotka ovat olleet meidän työmme pohjana. Samaan aikaan me tietysti tunnustamme eh, ja olemme yhtä mieltä siitä arviosta, jonka komissio on tehnyt, eli on tehtävä enemmän katsoen nimenomaan sitä, miten direktiivi toimii käytännössä. Minä toivon kovasti, että komissio pystyy antamaan meille hiukan enemmän äh, Eh, substanssia huhtikuussa pidettävässä kulmissa. Tietään, että on niin vaikea saada näitä kenties valtioista, mutta kuitenkin odotan mielenkiinnolla, voisimme saada jotakin lisää tietoa. Olemme kiinnostuneet myös selvityksestä, jonka parlamentin tutkimuskeskus on tehnyt, Ajattelen siitä kysymyksestä, jota komissio pitää ongelmana, joka vaatii parannuksia, nimittäin ehkäisy. Tällä väliin varjoistojen kanssa olemme pitäneet alustavia tapaamisia alustavaa työtä varten. Olemme järjestäneet kuulemisen kansanpuolueen ryhmässä, jossa monet meistä olivat aika järkyttyneitä siitä, mitä Europol ja Interpol meille kertoivat. Se, mitä tapahtuu täällä vaihtoehtoisessa netissä, siellä tapahtuu jopa kaksivuotiaiden lasten hyväksikäyttöä. Se on todellista on totta, että jäsenvaltiot ovat päässeet asiassa eteenpäin, että maa se tunnustusta, siis menomaan siinä, mitä direktiivi on toimeen. Kansalaisyhteiskunnan on ollut hyvin merkittävä rooli siinä, miten se on lisännyt tietoisuutta, edistänyt uhrien auttamisen kulttuuria, mutta rikokset ovat monimuotoistuneet ja haluaisin sanoa, että myöskin direktiivi koskee sekä online että offline rikkomuksia ja se sisältää selkeitä vähimmäistandardia myöskin seuraamuksista ja toimenpiteistä, joilla pyritään torjumaan rankaisemattomuutta silloin, kun nykyisin on rikokset, jotka koskevat, kohdistuvat lapsiin offline-tilassa. Tämä ei ole keskustelu internetin vapaudesta. Tässä on kysymys siitä, miten voidaan torjua rikoksia, jotka kohdistuvat kaikkein haavoittuvimpiin ja viettomimpiin kansalaisiin, eli lapsiin. Ja minä toivon, että voimme kaikki pitää tämän selvästi mielessämme. Mitä siis pitää nyt tehdä käytännössä enemmän? Rajat ylittävä rikollisuus on hyvin pitkälti ongelman osa ja se vaatii enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Rikollisverkostot, jotka liittyvät lasten seksuaalisen käyttöön, ovat hyvin hienostuneita ja oikeusviranomaiset kohtaavat todella vaikeita haasteita näitä asioita käsitellessään. Ja lainsäädännön täytyy olla sellaista, että se kestää myöskin tulevaisuuden paineet. Ja täytyy katsoa, miten rikolliset toimivat internetin kautta, siihen täytyy puuttua. Minä olen kiinnittänyt huomiota puutteisiin, nimenomaan direktiivin toteuttamisessa hyvin rakentavalla tavalla. Haluamme käydä vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa, jotta voisimme antaa suosituksia jäsenvaltioille siinä, miten niiden voisivat parantaa toimeenpanoa, että siis selkeyttää sellaisia alueita, jotka ovat riittävän selkeitä, niin että vahvistetaan oikeusvarmuutta ja helpotetaan lainsäädännön toimeenpanoa. Ja pitäisi myöskin katsoa, mitä ovat uudet trendit, uudet rikokset, joita valitettavasti on noussut esille sen jälkeen, kun direktiivi hyväksyttiin. Muistuttaisin siitä, että nyt kolme, neljä vuotta on ollut tätä toimeenpanoaikaa. Erilaiset pornografian liittyvät ilmiöt ovat muuttamassa yhden varsinaiseksi pandemiaksi, joka koskee kokonaista nuoristen sukupolvia, jotka käyttävät nettiä. Me siis puhumme todellakin nuorista ihmisistä, elämistä, joita, joita tuhotaan. Titsiaan, nuori nainen, teki itsemurhan. Ja tämä on nyt yhä kasvava ilmiö. Nuoret ihmiset tekevät itsemurhan niin, että se on Facebookissa seurattavissa, koska tällainen hyvin intiimi video hänestä ja hänen poikaystävästään oli päässyt leviämään internetissä. Ja teinikäinen raiskattiin diskossa ja hänen ystävänsä kuvasivat videolle tämän ja levittivät sitä internetissä, koska heistä se oli hauskaa. Se, mitä tapahtuu, on trivialisoidaan, banalisoidaan, normalisoidaan hirvittäviä rikoksia, seksuaalista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa, joka kohdistuu tyttöihin, nuoriin naisiin. Meidän täytyy voimakkaammin tehdä työtä myös teollisuuden kanssa, kumppanuudessa sen kanssa. Meidän pitäisi saada aikaan tällaista itsesäättelyä ja rohkaista teollisuutta etsimään uutta, uusia teitä, joilla voidaan määritellä uhrit ja niitä voi harjoittaa yhteistyötä oikeusvaranomaisten kanssa ja lisät, niin tämä ala lisää itse omaa, omata vastuullisuuttaan asiasta. Me, kuten esimerkiksi Isha on tehnyt miksi hyvän selvityksen siitä, jossa dokumentoidaan se, miten lasten hyväksikäyttö netissä on todellakin aivan hirvittävän laajalle levinnyt ilmiö. Minä totesin jo, että meidän pitää keskittyä ehkäiseviin toimenpiteisiin, identifioida mahdolliset rikkomuksen tekijät ja meidän pitää myös katsoa, mitä me voimme tehdä. That sille, että äh, rikokset toistuvat, että samat ihmiset uudelleen ja uudelleen tekevät rikoksia. Ja täytyy äh, katsoa myöskin äh, sitä, että lisätään tietoa näistä seksuaalisten rikosten tekijöistä ja myöskin mikä on hänen tarina hänen takanaan, miksi he tekevät näitä hirveitä rikoksia. Että jäsenvaltioilla on parempi mahdollisuus myöskin jakaa tietoa. Komissio on puhunut jo siitä, että on tärkeää vahvistaa tällaisia kuumia linjoja, apu, auttavia telepuhelinlinjoja apuelinumeroita, ja tässä pitäisi edistää yhteistyötä. Puheenjohtaja, tämä on nyt vasta tällaista alustavaa ajatusten esittämistä siitä, miten näen, millaiseksi näen tämän mietinnön muodostuvan. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä varjoistelijoiden ja komission kanssa ja puheenjohtajavaltion kanssa. E, kiitos. Kiitos oikein paljon. Siirrytään suoraan varjoesittelijöihin. Kaksi esittelijän paikalla. Edustajat Skripek ja Grisbeck ja varjoesittelijänäkö? Mutta kaikkien nimissä, totta kai. Ihan totta. Anteeksi Birgit, miten tämä pääsi unohtumaan. Kolme varjoesittelijää. Neljä. Tiedätte, että tämä on nyt tällainen päivä. Tiesin jo, kun sanoin tämän aluksi, olisiko vielä viides varjoesittelijä. No Birgit ensin CD-ryhmän nimissä anteeksi. Ja tiedän toki, että tämä aihe kiinnostaa. Anteeksi. Eh, no problem. But I'm... Kiitos puheenjohtaja. No ei nyt ongelmia ole. Miriam Dali, joka on meidän varjoesittelemme, ei nyt voinut tänään tulla tänne valiokuntaan puhumaan, koska hänen piti palata ja omaa jäsenvaltionsa. Joten otan esille vain joitakin hänen huolenaiheistaan tänä aamuna. Ensinnäkin tämä täytäntöönpano mietintö on mielestämme hyvä, vaikka aikaa onkin mennyt enemmän kuin mitä alun perin odotettiin. Nyt kuitenkin asia on olemassa ja keskustelu vihdoin voidaan käydä valiokunnassa. Molemmat mietinnöt ovat valottaneet jonkun verran niitä eroja, joita jäsenvaltioidemme välillä on. Ja missä kohdin jäsenvaltioiden täytyy tehdä enemmän, jotta lapsia voidaan suojella internetissä. Kuitenkin kannattaa myös huomioida se, että hyvin suuri osa siitä tiedosta, jonka jäsenvaltiot tarjoavat, valitettavasti ei ollut täydellistä, joten täytäntöönpanokertomuksen täyttä potentiaalia ei voitu hyödyntää. Jotkut niistä asioista, joita varjoesittäjät haluavat ottaa esille, sisältävät tarpeen pureutua uusiin ilmiöihin, kasvaviin sellaisiin, kuten esimerkiksi kostopornoja, niin että yritykset toimisivat aktiivisemmin, kun ne pyrkivät torjumaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä internetissä. Tässä voidaan huomioida myös se, että sosiaalinen media, varsinkin Facebook, niitä kritisoidaan voimakkaasti, että ne eivät toimi mitenkään BBCn kertomuksiin, jotka koskevat Tunnen ottaen kuvia äh, lasten hyväksikäytöstä. 80 prosenttia ei ole hyväksytty ollenkaan. Meidän täytyy suojella lapsia heidän oikeuksiaan ja äh, myöskin turvata lakien noudattavien kansalaisten perusoikeudet. Tässä suhteessa haluaisin varjoesittelijän myöllä huomiota sen, että hän odottaa innokkaasti yhteistyötä muiden varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa seuraavien kuukausien aikana, kuten myöskin sitä, että tästä asiasta pidetään kuuleminen tämän vuoden toukokuussa. Kiitos. Very much. Uh, Kiitos oikein paljon Pietari. Ja nyt Eserin nimissä edustaja Skripek. Kiitos oikein paljon. Minä haluaisin ehdottaa tai esittää muutamia kysymyksiä, joihin toivon saavani vastauksen. Ilmeisesti komissio on tyytyväinen siihen, että täysin on siirretty tämä jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, siksi ei esi tätä muutoksia. Mutta miten tämä auttaa tämä direktiivi niitä lapsia, jotka ovat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi? Mitä toimia on esitetty ennaltaehkäisy pornon käyttöön, erityisesti kun pornossa käytetään alaikäisiä? Ja kaiken kiinnostavin aihe mielestäni ehkä on kysynnän vähentäminen – voitaisiin hyväksyä Ruotsin malli, tiedätte mistä puhumme. Näin syytteeseen asetetaan ne, jotka ostavat seksiä. Samantyyppinen menetelmä voisi lisätä tämän direktiivin tehokkuutta. Ja esitän slovakian kielellä kommenttini. Onko se täällä mahdollista? Kiitos. Aj v tejto chvíli, zatiaľ čo tu sedíme a diskutujeme, me olemme puhuneet täällä tämän lainsäädännön täytäntöönpanosta ja kuitenkin samanaikaisesti jäsenvaltioissamme käytetään hyväkseen lapsia. Tämä on todella merkittävä ongelma, huolestuttava. Kaikkien mielestä tietysti myös kaikkien mielestä, joilla on lapsia. Mitä tulee siirtämiseen kansalliseen lainsäädäntöön 600 määrästä, jossa puhutaan uhrien suojelemisesta. Täytäntöönpanon on hyvin tärkeä. Me kaikki tiedämme, että tämä on monimutkainen ongelma. Tiedämme, että syyt ovat monimutkaiset. Ja pornoriippuvuus ja pedofilia ovat tässä hankalia ongelmia. Tällaisen käytöksen muuttamiseen tarvitaan myös apua, apua, psykologista apua, niin että näiden ihmisten toimintatavat saadaan muuttumaan. Ei voida tietenkään olettaa, että noin vain muutetaan käytöstä, kun pornon ja pedofilian yhteydessä on kyse todella hankalasta riippuvaisuudesta ja riippuvuudesta ja siksi siihen on hankala puuttua. Lisäksi on katsottava median käyttäytymistä. Kansallisella tasolla olen lähtenyt kampanjoimaan osoittaakseni, että ei pitäisi jatkuvasti mediassa esitellä alastomia ihmisiä, vaikka ilmaston, ilmaisuvapaus onkin olemassa. Mutta ei pitäisi aina esittää, että alaston ihminen on ikään kuin kauppatavaraa. Muuten ikään kuin yllytetään ihmisiä seksiriippuvuuteen. Lapset tai aikuiset eivät saisi jatkuvasti joutua tilanteeseen, jossa heitä altistetaan alastomuudelle ja sitä kautta tämä saattaa johtaa pornografiaan ja lapsipornografiaan. Lasten hyväksikäyttö, seksuaalinen hyväksikäyttö todella tuhoaa lapsen viattomuuden. Siksi meidän velvollisuutemme on suojella lapsia. Tuen esittelijää. Meidän on yhdessä löydettävä mahdollisuudet mahdollisimman nopean tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Kiitos. Um, ja sitten Alden varje esittelijä Nathalie Grisbeck. Kiitos puheenjohtaja. Muutama nopea kommentti tästä tekstistä, joka minun mielestäni on hyvin tärkeä, strateginen. Ensinnäkin kaikista haavoittuvimpien puolustamiseksi ja myös sen kuvan kannalta, jotka kansalaisille muotoutuu Euroopasta. Me olemme odottaneet tätä jo riittävän pitkään. Kiitän komissiota esittelystä, jota kollegat juuri kommentoivat. Tämä aihe on kiireellinen. Me olemme järkyttyneitä näistä tapauksista, jotka ovat kaikki tärkeitä. Aikaa on kulunut aika lailla. Me kaikki olemme olleet järkyttyneitä siitä tilanteesta, mikä vallitsee jäsenvaltiossa – ja myös siitä, että hyvin kiireellisesti täytyy toimia. Tämä käy ilmi Europolin ja kansalaisjärjestöjen toimittamista raporteista. Tätä kautta olemme saaneet yleiskäsityksen tilanteesta ja siitä sisällöstä, joka tällä alalla on jaossa. Kyse on myös siitä, mitä tapahtuu verkon ulkopuolella verkostoissa. Tämä on aivan järkyttävää ja kuvottavaa tämä sisältö. Kyse ei ole siitä, että yritetään mm, kierrellä ikään kuin todellista kysymystä ja puhua myös samalla netin vapaudesta, vaan kyse on siitä, että täytyy levittää hyviä käytäntöjä, täytyy tukea tukitoimilla jäsenvaltioita. Ja kyse näissä tapauksissa on todellakin rikoksista ja oikeuksien rikkomuksesta ja lasten oikeuksien rikkomuksista. Vaikkakin aika on vähän, niin aivan nopeasti muutama kommentti. Tämä mietintö on hyvin selkeä, kertomus on hyvin selkeä ja tässä sanotaan hyvin konkreettisesti, realistisesti, että paljon työtä vielä riittää. Eli kaikki nämä määräykset täytyy jäsenvaltiossa täysin ottaa käyttöön. Kyse on ennaltaehkäisystä, avusta, myös rikosoikeudellisesta toiminnasta. Tämä direktiivi on kuitenkin lähestulkoon kuusi vuotta vanha jo, ja sen siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön toteutuu, mutta kuitenkin eroavaisuudet ovat niin huimia eri artiklojen suhteen, että tämä on melkomoinen tilkkutäkki. Tilanne ei siis toimi tehokkaasti. Varmasti on vielä suuriakin esteitä, jotka perustelevat tai selvittävät tätä huomattavaa viivästystä, joka on tapahtunut. Kuitenkin tämä tilanteen hoitaminen on äärimmäisen kiireellistä. Mainitsitte sen, että voidaan ilmoittaa tällaisesta sisällöstä ja mitä jäsenvaltiot ovat tehneet. On tällaisia hotline puhelinlinjoja otettu käyttöön, joihin voi ilmoituksia tehdä kansalaisjärjestöillä ja julkisilla toimijoilla on erilaisia, ja yksityisillä toimijoilla on erilaisia malleja. Oletteko havainneet, että on jokin malli, joka toimisi paremmin kuin muut? Kun otamme huomioon myös käytettävän välineen juridisen statuksen, onko näissä välineissä joku sellainen, joka toimisi tehokkaammin kuin muut? Riittävätkö nämä hmm, hotlineit, onko niissä, niillä riittävät resurssit? Jokunen kuukausi sitten havaitsin, että nämä apulinjat eivät välttämättä voi nähdä sitä sisältöä, jos, jota ilmoitus koskee. Miten ne sitten voivat auttaa, jos näin on? Entäpä sitten rahoitus? Olen tavannut toimijoita ja he ovat selittäneet, että joskus saavat rahoitusta ja sitten kun rahoitus loppuu, niin toiminta loppuu. Tämä on hyvin tärkeä aspekti, jotta voimme todella auttaa jäsenvaltioita tällä alalla. Ja loppuun vielä viimeinen kysymys. Yhdysvalloissa on lainsäädäntöä, joka määrittää määrää siihen, että tietty sisältö täytyy jäljittää. Ja sitten tämän järjestelyn pohjalta voidaan varmistaa se, että toiminta loppuu ja uhreja voidaan suojella ja myös rikolliset saadaan vastuuseen. Tämä pätee myös lapsipornografiaan ja lasten hyväksikäyttöön. No, käytetäänkö tällaista tekniikkaa jo Euroopassa? Jos kyllä, niin mitkä tulokset ovat olleet? Voitaisiinko sitä myös laajentaa sen käyttöä? Näin voitaisiin jäljittää paremmin rikolliset ja kenties jonkinlainen pelotevaikutuskin syntyisi. Tämä ainakin osoittaisi, että me täällä Euroopassa emme voi tällaista hyväksyä. Kiitos. Kiitos oikein paljon Natalie. Din ei pyydäkään puheenvuoro. kiitos. Anna-Maria, me olemme ylittäneet kello yhden ja Dean kieltäytyi puheenvuorostaan, mutta meillä on ollut melko pitkään. Hän on ollut jo varjoesittelijä kahdessa asiassa tänä aamuna. Anna-Maria, ehkä ihan minuutti to Kyllä, komissio sitten haluaa vastata Natalin kysymykseen. Haluan kiittää että Meillä on yhteinen pohja työskennellä rakennusta yhdessä. Kiitoksia kovasti. Haluatko komissio lyhyesti vastata Natali Grisbeckin kysymykseen? Ihan virkeän verran. Questions for... Toki puheenjohtaja kahdelta jäseneltä taisi olla kysymyksiä. Pyrin vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Viimeistä. Kyllä useampi jäsenvaltio oli myöhässä ilmoittaessaan siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön. 15 jäsenvaltiota kohtaan aloitettiin rikkomusmenettelyt. Nämä on saatu päätökseen ja nyt on saatu edettyä kertomuksen muodossa. Ennaltaehkäisystä kyllä olemme kovasti samaa mieltä siitä, että ennaltaehkäisy on ratkaiseva tekijä, kun pyrimme saamaan parasta arvoa tämän lainsäädännön kautta suojelemaan uhreja. Tämä tulee olemaan työmme keskiössä lähikuukausien aikana. Pyrimme katsomaan sitä, miten jäsenvaltiot ovat saaneet tämän kansallisen lainsäädäntöön, miten voidaan parantaa tilannetta ja mahdollisesti lähteä lisää rikkomustoimiin. Viittasitte Ruotsin malliin direktiivissä ja huolehditaan siitä, että lasta ei kriminalisoida. Kysynnän leikkaaminen – on kovin riippuvasta siitä, että tuetaan potentiaalisia syyllisiä tässä yhteydessä. Siellä paketissa on monenlaisia toimia. Pyritään parantamaan näiden toimien täytäntöönpanoa. Mitä sitten tulee näihin auttaviin puhelimeen hotlineihin? Ainoastaan yksi käsittääkseni ei pysty näkemään tätä materiaalia. Se on ilmeisesti italialainen. Pyrimme olemaan viranomaisten kanssa yhteistyössä, että voidaan katsoa, miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista parhaiden käytänteiden kautta, vertailun kautta. Ja sitten proaktiivinen todellisuuden toiminta tässä Yhdysvaltain mallin mukaan. Niin anteeksi, ihan hetkinen vain. Yeah, so known content can be characterized. Siis sisällöstä että ei saada selvyyttä teknisesti, niin että voidaan estää sen lataaminen uudestaan. Eli kun se on sitten löydetty kerran, niin se on helpommin pidettävissä pois sieltä internetistä tulevaisuudessa. Uskoakseni olen näin onnistunut vastaamaan useampiin kysymyksiin. Ajanteeksi vielä yksi asia. Se taisi koskea sitä, mikä, mitkä ovat parhaat tekniikat, parhaat lainsäädäntötoimet ja hallinnolliset keinot. Tämä on kovasti työmme keskiössä, kun pyrimme siihen, että jäsenvaltiot vertailevat parhainta käytänteitä lähikuukausien aikana. Se on tärkeä osa työtämme. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tuosta oli meille kovasti apua. Anna-Maria esittelee 13. toukokuuta tämän mietintönsä. Kiitos hänelle tästä työstä ja esittelee myös heidän tekemästään työstä. Se on kovin tärkeää. Kiitos oikein paljon. Tähän päättyy tämän aamun kokous hyvin outo puolen tunnin kokous tänään iltapäivällä. Tavataan tällä kello puoli kolmelta jälleen. Kiitos kollegat. Ehkä tapaamme iltapäivällä.